Allora, dichiaro ripresa. Julistan Euroopan parlamentin 19. Eh, päivä kesäkuuta keskeytetyn istunnon uudelleen avatuksi. Ennen kaikkea haluaisin tun heti toivottaa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tervetulleeksi, kuten myöskin Ursula von der Leyenin Euroopan komission puheenjohtajan. He ovat täällä tänään kanssamme. 17, 18 ja 19 päivä kesäkuuta järjestettyjen täysistujentojen pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin huomautettavaa? Niihin ei ole huomautettavaa, joten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Minulla on kaksi äh, esitysasiaa. Meillä on äh, työjärjestyksen säännön 71 mukaisia pyyntöjä kahdelta äh, valiokunnalta neuvottelun aloittamiseksi. Nämä pyynnöt on julkaistu parlamentin verkkosivuilla tämän istunnon jälkeen ähm, minimimäärän täyttävä määrä edustajia voi äh, pyytää äänestystä näiden neuvotteluiden aloittamiseen liittyen 9. päivä heinäkuuta kello 24 asti. Valiokuntien puheenjohtajakokous on ilmoittanut, ettei ole mitään vastustusta Ekon valiokunnan suositukselle koskien artiklaan 111 kohta 6 mukaista menettelyä työjärjestyksen mukaan. Tämä suositus on julkaistu parlamentin verkkosivuilla, ellei mikään poliittinen ryhmä tai tarvittavaa määrää täyttävä määrä jäseniä vastusta 24 tuntiin päätös katsotaan hyväksytyksi. Muutoin siitä tullaan äänestämään. Nyt siirrymme töihimme puheenjohtajakokouksen hyväksymä lopullinen esityslista, joka hyväksyttiin toinen päivä tätä kuuta, on jaettu teille työjärjestyksen mukaisesti. Olemme saaneet artiklan 163 mukaisia pyyntöjä kaksi kiireellisiksi käsittelyiksi. Ensimmäinen näistä pyynnöistä koskee äh, siirtymävaiheen menettelyjä joilla pyritään vastaamaan COVID-19 aiheuttamaan kriisiin. Ja toinen koskee kliinisiä ihmiskäyttöön tarkoitettuja tuotteita, jotka ovat geneettisesti muunneltuja ja joiden käyttötarkoitus on lääketieteellinen. Me äänestämme ensimmäisessä istunnossa tänään näistä pyynnöistä. Onko salus, tämä, käsitellään pyyntöjen mukaisesti, onko salissa ketään, joka vastustaa sitä, että me käsittelisimme näitä kahta kiireellistä pyyntöä liittyen COVID-19-kriisiin. Kukaan ei vaikuta vastustavan onko salissa joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron liittyen tähän kirjalliseen menettelyyn koskien äh, kliinisiä kokeita ja lääkeaineita. Edustaja Konetska on pyytänyt puheenvuoroa. Hän haluaa käyttää vastustamon puheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja. Mr. Chair, uh, Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat kriisin aikoina pitäisi voida tehdä poikkeuksia tiukoista säännöistä viemoiden osalta. Kuitenkaan joustoa ei voida antaa ilman ehtoja. Se, että rajoitetaan poikkeuden väärinkäytöksiä, kun ajatellaan gmo lainsäädäntämme Rajoituksen pitäisi, tämä pitäisi rajoittaa ainoastaan rokotteisiin ja tiettyyn aikarajaan – Ajatellen ympäristöriskin arviointia, sitä voidaan lykätä jopa useamman vuoden aikana. Potentiaalinen ihmisiin ja ympäristöön liittyvä riski on edelleen olemassa. Lisäksi painotamme sitä, että ihmisille pitäisi kertoa siitä, mitä GMOita käytetään näissä kokeissa. Lisäksi esitetään että GMOita voitaisiin hyväksyä ilman ympäristövaikutusten riskiarviointia. Tätä pidetään suhteettomana ja me haluaisimme pyytää, että vastustetaan kiireellisyysmenettelyn käyttöä. Kiitos tuesta. Grazie, onorevole. Kiitoksia arvoisa edustaja. Kuultuanne poliittisia ryhmiä tämän lisäksi haluaisin esittää parlamentille esityslistan muuttamista, jotta voisimme ottaa huomioon äänestykseen liittyviä pyyntöjä koskien erillisäänestyksiä. Nämä tiedot, pyynnöt on annettu tiedoksi ja ovat saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Perjantain toinen äänestys rupeama tapahtuu kello 14.15-15.30 ja toisen äänestysrippeaman tulokset julkaistaan kello 16. Kolmas äänestysrupeama perjantailta on peruttu. Vastustaako tätä päätöstä kukaan? Ei vaikuta olevan näin. Ja lopulta liittyen neuvoston päätöksiin koskien ähm, yhdenkäden kuljetusta. Me emme ole saaneet mitään vastustavia pyyntöjä, joten tämä katsotaan hyväksytyksi sääntöjen 67-68 mukaisesti. Seuraavaksi esityslistalla meillä on komission ja neuvoston julkilausumat liittyen Saksan puheenjohtajakauden toimintaohjelmaan. Muistuttaisin arvoisia edustajia siitä, että meillä ei ole tässä yhteydessä mahdollista käyttää sinisen kortin kysymyksiä tai puheenvuoroja ilman puhuja. Listaa antaisin nyt heti liittokansleri Merkelille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat parlamentissa, Euroopan parlamentissa ja hyvät naiset ja herrat, että minulla on suuri ilo esitellä Saksan puheenjohtajakautta Euroopan parlamentin täysistunnossa. Niin kuin useimmat teistä, niin minäkin olen suoraan kohdannut ihmisiä ja olen keskustellut heidän kanssaan suhteessa ja nyt tämän ensimmäinen ulkomaanmatka, niin sen jälkeen kun pandemia puhkesi, ja olen tietoinen ja siitä alan puhua vakuuttuneesti teille Euroopan demokratiasta. Näinä aikoina, joina Euroopan unioni on nyt kohdannut tähän kriisin, se on vahventunut, näinä aikoina me tarvitsemme Euroopan parlamenttia. Meidän tehtävämme ovat valtavia, ja se vaati, ne vaativat valtavia ponnisteluja. Ne vaativat parlamentaarista keskustelua, me tarvitsemme poliittista välittämistä, me tarvitsemme kulttuurien kääntämistä eri valueiden välillä ja tähän tarvitaan meitä. Ja siksi minulla on erityinen kunnia saada puhua teille tänään Saksan puheenjohtajakauden painopisteistä. Minä, minulla on viisi aihetta erityisen tärkeää. Meidän perusoikeutemme yhteen, yhteen yhteinen olo, ilmastonsuojelu, äh, digitalisoituminen ja Euroopan vastuu maailmassa. Nämä viisi aihetta ovat tärkeitä, koska Eurooppa haluaa, Euroopan täytyy muuttua kestävällä tavalla. Me haluamme puolustaa vaalia ja suojella Eurooppaa. Vain silloin Eurooppa voi vastata näihin haasteisiin, jotka liittyvät muutoksiin. Ja me pystymme vastaamaan silloin vastuullisesti, me pystymme kantamaan oman tehtävämme. Ja me olemme tietoisia siitä, että tämän päivän vierailuni tapahtuu suurimpien koettelemusten taustalla, jotka ovat kohdanneet Euroopan unionia. Maailmanlaajuinen koronapandemia on myös Euroopassa kosketellut ihmisiä vakavasti ja tiukasti. Meillä on yli 100 000 kuollutta pelkästään Euroopassa. Monet kansalaiset ovat voineet kuulla teiltä siitä, minkä tyyppisiä sääntöjä ei ole voitu noudattaa edes viime aikoina. Me tätä ei saa unohtaa, vaikka aloitammekin uuden alun. Meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy palauttaa talous. Meidän täytyy voittaa ihmisten mahdottomat kivut ja tuskat. Tämä tulee vielä askarruttamaan meitä pitkään. Meidän taloutemme on ollut vakavien takaiskujen kohteena ja se tulee jatkumaan. Me olemme menettäneet työpaikkoja. Lisäksi täytyy muistaa ihmisten terveydelliset huolet, perheiden huolet. Monet kansalaiset ovat peloissaan miten heidän taloudellinen olemassaolonsa tulee muuttumaan. He kaikki tarvitsevat meidän yhteistä tukeamme. E, infektioketjujen e, katkaisemiseksi meidän täytyy muistaa, aivan me olemme joutuneet leikkaamaan perusoikeuksia, se on ollut korkea hinta, koska nämä perusoikeudet ovat, koskettelevat Euroopan sukupolvia – jo koskettelee sitä pitkään. Kansalais- ja ihmisoikeudet ovat oikeudet kuitenkin tärkeimpiä hyveitämme, ja niitä voidaan vain leikata tai heikentää vaan, vaan tiukoin perustein. Pandemia ei saa olla koskaan veruke sille, että demokratian periaatteita heikennettäisiin. Jokainen maa Euroopassa muistaa toisella tavalla omaa historiallisia murroksiaan – ja niitä erilaisia taisteluja, joita on käyty demokratian, vapauden ja oikeusvaltioperiaatteiden puolesta. Ja meidän täytyy muistaa nämä yhteiset saavutukset. Minulle 35 vuotta minun elämästäni elin kuitenkin vapauden puutteessa ja näitä oikeuksia, oikeuksien leikkaus, leikkauksia pandemian aikana ovat olleet minulle hyvin vaikeita ratkaisuja tässä historiallisessa vaiheessa, nyt Saksa on, tulee, on EUn e puheenjohtajamaa, meidän täytyy muistaa että hoitaa sitä kunnioituksella, mutta myös innolla, koska minä uskon Eurooppaan, minä olen vakuuttunut Euroopasta, ei pelkästään menneisyyden perintönä, vaan myös tulevaisuuden visiona. Eurooppa ei ole pelkästään jotain sellaista, joka on meille annettu, jotakin kohtalokasta, joka meitä velvoittaa – vaan Eurooppa on jotakin elävää, jota me rakennamme, jota me muutamme. Eurooppa ei ota meiltä pois mitään toimintamahdollisuuksia, vaan globalisoituneessa maailmassa antaa Euroopalle juuri näitä mahdollisuuksia. Ei ilman, vaan pelkästään Euroopan kanssa voimme vakuuttua meidän vapautumisäilymisestä säilymisestä. Siksi me tarvitsemme enemmänkin kuin koskaan tällaista perusoikeuksia muistamista, ja meidän, meidän täytyy keskinäistä tukea antaa, ja meidän täytyy olla yhdessä. Eurooppa tulee pysymään Eurooppana vain, jos tältä pohjalta eh, saadaan innovatiivisia vastuuksia ilmastonmuutoksen haasteisiin, digitalisoitumisen haasteisiin ja meidän täytyy muistaa myös vastuumme koko maailmassa. Tässä on suuria tehtäviä, mutta minä olen luottavainen. Ajatelkaapa sitä, mitä Eurooppa on, minkälaisia konflikteja Eurooppa on se hoitanut. Ja muistakaamme myös epäonnistuneen perus, Euroopan perustuslain, joka oli 15 vuotta sitten, ja, tai niitä kriisejä, joita me olemme hoitaneet. Ajatelkaapa pakolaisliikettä viisi vuotta sitten. Ne eivät ole koskaan helppoja tehtäviä, ja se on myös johtanut ikäviin tilanteisiin. Mutta myös kriisiaikoina me olemme muistaneet muistaneet aina toisen tarpeet ja me olemme ymmärtäneet toisten tarpeet paremmin. Me olemme oppineet toisiltamme. Eurooppa on selviytynyt näistä kriiseistä, koska loppupeleissä kaikilla oli selvää, mikä on ehdottoman välttämätöntä perusoikeudet ja, yhteen, yh, ja yhdessäolo. Nämä oikeudet ovat osa ihmisarvoa, vapautta, joka koskaa yksilöä, politiikkaa ja yhteiskuntaa. Me suojautumme äh, syrjinnältä ja sama koskee myös tasa-arvoa, joka, joka on kuitenkin äh, toteutunut. Nämä muodostavat eettisen ja poliittisen perustan Euroopan hyveille. Nämä ovat niitä oikeuksia, jotka koskevat kaikkia ne eivät koske pelkästään, äh, eivät koske äh, äh, enemmän muille, muita ja toisille vähemmän se, ja toisille vain joskus, ne koskee kaikkia. Tämä on se Euroopan lupaus, joka meidän täytyy taata, että kansalaiset todellakin ovat vapaita ja saavat harjoittaa uskontoaan ja myös voivat elää oman kulttuurin ja poliittisen uskomuksen mukaan ja että ne, he pystyvät tähtäämään omaan onneensa. Demokratia, Euroopan demokratia elää julkisesta kriittisestä keskustelusta. Demokratia, jossa oppositioäänet eivät ole toivottuja, demokratia, jossa kulttuuri tai uskonto, uskonnon monimuotoisuus on äh, toteutumaton, ei ole demokratia. Pandemia on nyt tehnyt meille kaikille selväksi, miten arvokkaita nämä perusoikeudet ovat, miten perustavanlaatuisia nämä vapaudet ovat ja näiden perusoikeuksien suojaaminen Euroopassa, Euroopan unionissa ja sen instituutioissa, komissiossa, tuomioistuimessa ja parlamentissa ovat aina esillä. Perusoikeudet, ne ovat tämä ensimmäinen, jota Euro- me puheenjohtajakaudella me vaalitaan. Sitä täytyy täydentää ja tukea toisella periaatteella, joka muodostaa Euroopan, meidän yhdessä olomme koska Eurooppa vahvistuu vain, kun se pääsee tästä kriisistä, kun me olemme valmiita kaikkien eroavaisuuksien vallitessa etsimään yhteisiä ratkaisuja, jos me olemme valmiita myös näkemään e-, maailmaa toistenkin silmin. Meidän täytyy muistaa myös toisten perspektiivit. Eurooppa tulee olemaan vahvempi tämän kriisin jälkeen, jos me olemme yhteisiä ja yhdessä vahvoja. Yksin kukaan ei pärjää tästä kriisistä. Me kaikki olemme haavoittuvaisia. Euroopan solidaarisuus ei ole pelkästään humaani ei ile ele, vaan kestävä investointi. Eurooppalainen yhteisyys on jotakin sellaista, joka on poliittinen määrä ja sitä täytyy tukea. Ja tämä on myös se johtava motiivi meidän puheenjohtajakaudellamme. Yhteisesti tehdään Euroopasta jälleen vahva tämä tehtävä hoituu yhdessä liittohallituksen kanssa innokkaasti, mutta tähän me tarvitsemme myös teitä. Ja tämä yhteinen Euroopan suojeleminen, se edellyttää myös parlamentin mukanaoloa, koska te, te välit, välitette sitä keskinäistä ymmärtämystä, jota me tarvitsemme, jotta pääsemme kompromisseihin. Te edustatte yli 500 miljoonaa kansalaista 27 maassa te olette Euroopan periaatteiden kääntäjiä te selvinnätte ihmisille, eh, mikä Eurooppa on eh, ja mitä tapahtuu Brysselin, Strasbourgin ja, ja teidän kotimaiden välillä. Te kommunikoitte eh, ei pelkästään 24 kielellä, mutta te myös elätte tässä moninaisuudessa perspektiivien ja uskomusten pohjalta. Ilman teitä Euroopan ihmiset eivät, eivät oikeastaan ymmärrä tätä. Ja siksi pyydänkin teitä, semmin kun te olette et, äh, välittäjiä, pyydän teiltä tukea näille, äh, vai, näinä vaikeina aikoina. Auttakaa meitä äh, löytämään yhteisymmärrys. Auttakaa meitä pitämään Eurooppa yhdessä ja vahvana korkein prioriteetti Euroopan, Saksan puheenjohtajakaudella on se, että Eurooppa on selviytyä tästä kriisistä yhteisesti vahvana, mutta me emme halua pelkästään vakauttaa Eurooppaa lyhyellä aikavälillä. Se olisi liian vähän. Me haluamme myös saada Euroopasta enemmän. Me haluamme, että Eurooppa on itsetietoinen ja, ja rohkea vastatessaan tulevaisuuden haasteeseen. Me haluamme tulevaisuuskykyisen Euroopan, joka on innovatiivinen ja kestävä ja löytää sillä tavalla paikkansa maailmassa. Me haluamme Euroopalle eteenpäin menoa. Tämä vakuut, vakaumus perus, näkyy myös Saksan ja Ranskan yhteisessä aloitteessa. Yhdessä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa olemme luoneet yli 500 miljardin euron elvytyspaketin. Olen iloinen siitä, että Euroopan komissio on ottanut huomioon monia aspekteja näistä, tästä aloitteesta tulevaisuudessa, tulevais, tulevissa ohjelmissaan. Tältä pohjalta Euroopan neuvostossa puhutaan Charles Michelin johdolla. Meidän yhteinen tavoitteemme on se, että saadaan mahdollisimman nopea yhdentyminen, yhtenäistyminen, koska me, me, me tarvitsemme sitä varsinkin talouden saralla. Me emme saa hukata aikaa ja tästä kärsisivät vain heikoimmat. Meidän toivon kovasti, että tänä kesänä pääsemme sopimukseen tässä asiassa. Tämä tulee vaatimaan paljon kompromissihalukkuutta molemmilla puolilla, myös teiltä tilanne on epätavallinen ja yksi ainutlaatuinen Euroopankin historiassa. Siksi Saksa myös pyrkii ponnistelemaan ainutlaatuisella tavalla ja, ja panostanut siihen miljardeja. Me haluamme meidän täytyy olla yhdessä eurooppalaisina. Minä olen vakuuttunut siitä, että sosiaalinen ulottuvuus on yhtä tärkeä kuin taloudellinenkin. Sosiaalinen, taloudellinen, oikea, sosiaalista taloudellisesti oikea, oikeudenmukainen Eurooppa mahdollistaa eteenpäin menon. Tämä on paras resepti kaikkia niitä vastaan, jotka äh, haluavat heikentää meidän demokratiaamme ja, asettavat yhteiset tavoitteemme kyseenalaiseksi. Ja tältä pohjalta me tulemme Saksan kaudella keskittymään erityisesti myös äh, laps, lasten ja ihmisten oikeuksiin. Ne ovat kuitenkin Euroopan turvallisuus ja, ja kriisi on koskenut heitä erityisen paljon ja on kysymys myös Euroopan nuorisoagendasta, jota me haluamme voimistaa myös Euroopan nuorisotakuuta ja tuemme sitä aktiivisesti. Me emme saa olla naiveja. Monissa jäsenvaltioissa Euroopan vastustajat odottavat, että äh, tätä kriisiä voitaisiin käyttää omiin tarkoituksiin, mutta meidän täytyy osoittaa heille kaikille, että mikä on yhteistyön lisäarvo Euroopan unionissa. Meidän täytyy osoittaa, että me emme, emme saa palata nationalismiin, vaan koska se me, to, me, me täytyy näyttää, että yhteinen toiminta vahvistaa Eurooppaa. Siksi onkin tärkeää ja oikein, että erityisistä kriisialueilla – Ennen kaikkea näiden ihmisten osalta osoitamme solidaarisuutemme. Meidän se on meidän omien etujemme mukaista. Mutta samaan aikaan on kysymys myös siitä, että tulos riippuu myös siitä, että tulos vaatii myös niitä ponnisteluja, välttämättömiä ponnisteluja. Niitä ei saada, yksipuol- niillä ei saada yksipuolista panostaa talouteen. Meillä kaikilla on vaatimuksia. Meidän täytyy muistaa myös toisten edut. Muistakaa myös, että yks, mitä yksittäiset jäsenvaltiot voivat yksin tehdä, mitä ei taloudellisesti, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti. Ja pyydänkin teitä Eurooppa-edustajina, teiltä kaikilta tukea tälle. Minä olen vakuuttunut siitä, että, että, että me tarvitsemme tässä kriisissä, olemme valmiita solidaarisuuteen. Solida- Saksa on sitä ainakin pandemian voittaminen ja se seurausten voittaminen tulee hallitsemaan meidän puheenjohtajakauttamme. Samalla meidän täytyy myös muistaa muut suuret haasteet. Ne ovat oikeastaan, siinä on kysymys kuitenkin Euroopan tulevaisuudesta. Ensinnäkin ilmastonmuutos. No ehkä puoli vuotta sitten EU-komission puhuja, Ursula von der Leyen tässä parlamentissa esitteli ilmastonsuojeluohjelman, hän osoitti painavia sanoja teille ja painotti sitä, että e-, Euroopan täytyy toimia nyt, koska jos me haluamme säilyttää planeettamme. Minäkin olen vakuuttunut siitä, että globaali ratkaisu on tarpeen ja se on mahdollista vain, jos Eurooppa on etulinjassa puolustamassa ja kun ajatellaan vihreätä, vihreän sopimuksen, vihreän äh, Green Deal-ohjelmaa, se on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja meidän puheenjohtajakaudellamme me tulemme tähtäämään äh, vähähiiliseen talouteen ja äh, vihreään talouteen, joka, on innova, joka tukee innovatiivisia yrityksiä. Sellainen talous, joka tietenkin mahdollistaa elämisen perusteet tuleville sukupolvillekin. Minulle on tärkeää, että Euroopan eh, ilmastoneutraliteetti 2050 mennessä toteutuisi. Siksi pidänkin hyvänä sitä, mitä Euroopan komissio on ajatellut, että, että vuoden 2030 päästäisiin 50-55 prosenttiin, eh, kun puhutaan vähentämistavoitteista. Me tarvitsemme tähän Euroopan ilmastonsuojelulainsäädäntöä. Muut suuret haasteet. Tämä neljäs kohtamme meidän puheenjohtajakaudellamme on digitaalinen muutos. Ja se, niin kuin ilmastonsuojelu vaatii, että me, me hoidamme me yhteiskuntamme kestävällä tavalla. Ja tätä myös ihmiset odottavat. Meidän ihmiset pelkäävät, ihmiset pelkäävät muutoksen tahtia. Ja tämä on ymmärrettävää. Mutta haluan sanoa selvästi, että sitoutuminen digitalisoitumisen ilmastonsuojeluun ei tarkoita sitä, että kaikki vanhat asiat unohdettaisiin ja, sitten, ja samalla miljoonat ihmiset vaarantaisivat työpaikkansa. Pikemminkin päinvastoin on kysymys välttämättömästä muutoksesta yhteiskunnastamme, joka suojelee pitkällä aikavälillä ja tarjoaa enemmän kestävää kehitystä. Viime kuukausina ja viikkoina Euroopan digitaalinen riippuvuus muusta maailmasta on tullut jälleen esille esille. Tämä on, näkyy meidän päivittäisessä viestinnässämme, on sitten kysymys teknologiasta tai palveluista. On tärkeää, että Eurooppa on digitaalisesti suvereeni, erityisesti keskeisillä aloilla, kuten te- tekoälyssä, mutta myös kun rakennetaan uskottavaa ja varmaa digitaalista infrastruktuuria, siinä me haluamme olla esillä. Ratkaisevaa on myös tehokas demokratiamme suojaaminen äh, kyberuhista ja äh, äh, disinformaatiokampanjoilta. Me tarvitsemme julkisuutta, jossa tieto ja informaatio ovat osa kokonaisuutta, jossa ihmiset voivat keskustella ja ymmärtää toisiaan, miten he haluavat elää. Me havaitsemme tämän juuri. Valheilla ja disinformaatiolla ei voida pandemiaa voittaa niin vähän kuin vihallakin ja kiihkoilulla. Ja faktat unohtavat populismit on osoittanut omat kasvonsa. demokratiassa tarvitaan totuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä myös on osa Eurooppaa ja siitä myös Saksa pitää kiinni puheenjohtajakaudellaan. Ja viidenneksi Euroopan vastuu globaalisoituneessa maailmassa katse kartalle osoittaa, että iso britian ja Länsi-Balkanin ohella Eurooppa on muun mm. muassa Venäjän, valko Ukrainan, Tyr- Turkin, Syyrian, Libanonin, Jordanian, Israelin, Egyptin, Libyan ja Tunisian, Algerian naapuri. Samanaikaisesti elämme aikana, jolloin globaaleja muutoksia tapahtuu, jolloin voimasuhteet muuttuvat ja Eurooppa vaikka eh, jäsenvaltiot ovatkin sitoutuneet tähän liittoutumaan, ovat eh, eh, keskittyneet aika paljon itseensä. Meidän, meidän täytyy pystyä päättämään, kuka, miten Eurooppa asettuu tulevaisuudessa. On, on kysymys siitä, että, että meitä otetaan vakavasti. Haluammeko Eurooppaa, joka elää vapaudessa ja monimuotoisuudessaan tämän pandemiankin aikana – tästä sukeutuu välttämättömyys saada vahva eurooppalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Tärkeä kumppani on edelläkin yhdistynyt kuningaskunta. Ja meidän tuleva suhteemme, se askarruttaa meitä pitkään. Eteenpäin menot neuvotteluissa ovat tähän, tähän mennessä olleet aika epäselviä. Iso-Britannian kanssa olemme sopineet, että neuvotteluja tiivistetään, jotta pääsisimme sopimukseen, joka sitten vuoden loppuun mennessä voitaisiin ratifioida. Minä edelleenkin tähtään vahvaan ratkaisuun, mutta meidän täytyy myös huolehtia siitä, että täytyy varautua siihen, että sopimusta ei tule. Puheenjohtajakaudellamme panostamme siihen, että kolme muuta ulkopoliittista sektoria tulee näkyviin. Ensinnäkin jäsenyyskonferenssi ainakin pohjois osalta, ehkä myös Albanian osalta, hyvin tärkeä askel kun ajatellaan Itä-Balkanin jäsenyysperspektiivejä toisekseen meidän suhteemme naapuri Bantereeseemme Afrikkaan. EU-Afrikka-huippukokous tulee syventymään tähän. Tähän kuuluu myös kysymyksiä, jotka liittyvät, maahan, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Tässä on niin, niin monta ihmi, niin paljon ihmisiä on pakosalla. Siksi meidän erityinen vastuumme on se, että Eurooppa tähtää että päästään eteenpäin turvapaikkaa pakolaispolitiikassa. Tämä, tässä on paljon poliittista sensibiliteettiä, mutta emme saa katsoa muualle, vaan meidän täytyy yhteisesti muistaa humanitaariset tehtävämme ja poliittiset tehtävämme. Ja myös on kysymys myös suhteestamme Kiinaan. On kysymys tiiviistä kauppapoliittisista suhteista, mutta samalla tavalla on kysymys hyvin erilaisista yhteiskunnallisista käsityksistä, puhumattakaan ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteista ja vaikkakaan syyskuun huippukokous Kiinan kanssa ei tapahdu, me haluamme kuitenkin jatkaa dialogia Kiinan kanssa. Saksan puheenjohtajakaudella haluamme myös jatkaa ajatuksia siitä, että mitkä liittyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sen yksi, yksi, yksimielisyyspäätöksiin. Ja minkälaisia opetuksia Eurooppa voi ottaa tästä koronakriisistä, kun ajatellaan esimerkiksi sitä, miten Euroopan suvereniteetti voi vahvistua terveyspolitiikassa. Nämä keskustelut täytyy käydä myös Euroopan turvallisuutta käsittelevässä konferenssissa jota, eh, jota Euroopan komissio esitti viime vuonna, joka, josta myös parlament, jota parlamentti on kehittänyt omilla päätöslauselmillaan. Minä vetoan eh, siihen, että keskitytään konkreettisiin tuloksiin että kansalaiset eri jäsenvaltioista pääsivät mukaan keskusteluun. Tähän, tästä olen puhunut myös Euroopan parlamentin puheenjohtajan kanssa, eh, herra Sassolin kanssa. Herra puhemies, komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluammeko Eurooppaa? Silloin tarvitaan sitä, mistä olen puhunut juuri tänään. Silloin tarvitaan perusoikeuksia ja yhtenäisyyttä. Siihen tarvitaan vastauksia ilmastonmuutokseen, digitalisoitumisen haasteeseen. Me tarvitsemme Euroopan vastuuta maailmassa. Me tarvi, meidän täytyy vihertää Eurooppaa ja innovoida kilpailukykyämme. Euroopan pitäisi olla kansainvälisesti oikeuden puolella. Euroopan täytyy olla innovaatioiden ja kestävän kehityksen puolella. Tämä on Euroopan visio. Ja sitten pari henkilökohtaista näkemystä vielä. Minä, minulle on suuri ilo, että puheenjohtajakaudellamme E- erityisesti pääsemme siihen, että syyskuussa 2020, joulukuussa anteeksi 2020 Ludwig van Beethovenin syntymästä 150 vuotta. Varmastikin tämä yhdeksäs sinfonia muistuttaa aina uudestaan uudelleen meille. Ja aina kun kuuntelen sitä, ajattelen myös jotain muuta musiikista, joka minua koskettaa, niin kuin Eurooppakin se voidaan löytää aina uudelleen ja se vaikuttaa minuun paljon. Ja haluaisin lopuksi esittää toivomuksen, että tämä musiikin viesti, veljellisyyden ja sovun viesti siivittää meitä Euroopassa. Mikä sanoma voisi paremmin sopia tähän kuin tämä, että tämä Eurooppa on pystyy paljon, jos me olemme siinä mukana yhdessä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia, liittokansleri Merkel. Seuraavaksi antaisin puheenjohtaja Ursula von der Leyenille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, presidente, Frau Bund Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa liittokansleri, arvoisat jäsenet. Odotamme innolla Saksan puheenjohtajakautta. Puheenjohtajakaudethan jaetaan tiukan mallin mukaan, ei pysty valitsemaan ajankohtaansa. Ja Saksa todella tuli puheenjohtajaksi aikana, jolloin haasteet ovat suuret ja odotukset ovat suuret myös. Tiedän, että tämä aiheuttaa painetta, mutta onhan siinä jotain hienoakin, koska me luotamme Saksan puheenjohtajakauteen. Hyvät näistä herrat, koronakriisi kyseenalaistaa monia asioita yhteiskunnallisesti talouden osalta, myös siinä mielessä, miten ymmärrämme itsemme, miten katsomme itseämme ja minkälaisessa suhteessa olemme toisiin ihmisiin. Ja tämä kaikki sitä taustaa vasten, jossa rakenteet yhteiskuntaa tukevat rakenteetkin ovat vähemmän tukevia. Solidarisuus on tärkeä arva, yhteisöllisyys myös. Ja niistä pitäisi ajatella nyt toisella tapaa, samoin kuin siitä, miten tärkeä arvo Euroopalla on. Ja sitä on huolehdittava päivittäin. Kyllä on totta, että aluksi monet katsoivat sisäänpäin – pienempiä asioita ja vähemmän yhteisiä suuria kysymyksiä, mutta sitten istuimme yhdessä alas katsomaan kysymyksiä eurooppalaisin silmin ja eurooppalaisen sydämen kautta. Se liittokansleri myös Saksan panoksen kautta viime viikon aikana tämä kokonaisuudesta vastuunkantamisajatus on löytänyt tiensä takaisin Eurooppaan. Tämän kriisin aikana kuulemme kaikkialta kantoja ja toimia, jotka antavat aihetta toiveelle, sillä että uskomme siihen, että selviämme yhdessä. Se, mikä on hyväksi Euroopalle, on hyväksi myös meille. Kun tämän kuulen, niin silloin tiedän, että nyt kuullaan jälleen aitoa Eurooppaa tämä uudelleen löytynyt yhteisvastuullisen ajatus on meille varmasti eduksi. Ja myös teille, kun olette puheenjohtajakautenne aluksi. Tämä osoittaa varmasti suuntaan tulevassa Euroopan unionissamme. Arvoisat jäsenet, haasteet, joita teillä on puheenjohtajan valtiona edessänne ja meillä kaikilla on edessämme tulevan kuuden kuukauden aikana, nämä haasteet ovat todella erityislaatuisia. Viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana yli 100 000 henkeä on Euroopassa menetetty COVID-19 takia. Me olemme siirtyneet pahimpaan taantumaan lähes sataan vuoteen. Kesän ennusteet viime vuodelta osoittavat, että talous voi kutistua 8 prosenttia tänä vuonna – ja että osittain saadaan kudottua tätä humpeen ainoastaan ensi vuoden aikana. Tämä kriisi on syvempi ja paljon laajempi kuin kymmenen vuotta sitten kokemamme kriisi. Mutta kymmenen vuoden takainen kriisi on kuitenkin todella elävästi vielä meidän jäsenvaltioissamme. Joissain jäsenvaltioissa nuorisotyöttömyys oli valtavalla tasolla. Silloin nuoret lähtivät näkemään työmahdollisuuksia muualta. Ennen näkemätön väheneminen julkisissa investoinneissa ja lopulta tämä haittasi julkisia ohjelmia, julkista infrastruktuuria todella merkittävästi ja monille tämä oli traumaattinen tapahtuma. Mutta ei tämä näin ole pakko mennä. Muissa osissa Euroopan unionia taloutta tuettiin suurin julkisin investoinnin heti kriisin alusta. Ihmiset pystyivät pitämään kiinni työpaikoistaan. Ja silloin esimerkiksi Kurzarbeit-ajatus otettiin laajasti käyttöön. Tämä tarkoitti sitä, että jotkut selvisivät kriisistä paremmin, tulivat vahvempina kriisin jälkeen esiin. Meidän pitäisi oppia tästä ja tällä kertaa meidän pitäisi tehdä yhteistyötä. Jos toimimme oikein, voimme päästä vahvempina eteenpäin tämän kriisin jälkeen siksi, että meillä on yhteinen eurooppalainen ajatus ja Next Generation EU. Tämä puheenjohtajavaltio on halunnut ottaa ohjelmansa keskiöön gemensam sanan yhdessä, kaikki yhdessä. Ja tämä on meidän unionimme moottori. Arvoisat jäsenet, minä haluaisin painottaa kahta seikkaa. Ensinnäkin solidarisuus tarkoittaa sitä, että ne, jotka tarvitsevat enemmän tukea, myös saavat enemmän tukea, mutta se ei tarkoita sitä, että voidaan olla toimimatta. Siksi, kun ajatellaan uuden sukupolven EUta, meidän on katsottava maakohtaisia suosituksia eurooppalaista ohjauskautta, kaikkia yksittäisiä asioita ja jokaisen jäsenvaltion on huolehdittavaa kotitehtävistä. Ne ei ole yhtään jäsenvaltiota, jolla ei olisi maakohtaisia suosituksia, jotka pitäisi linkittää investointeihin uudistuksina. Jos haluamme selvitä tästä kriisistä vahvempina, meidän kaikkien pitää muuttua parempaan suuntaan. Yksikään jäsenvaltio ei voi jäädä tämän haasteen ulkopuolelle. Kaikkien on tehtävä uudistuksia, että voidaan toimia paremmin. Tätä Euroopan kansalaiset myös meiltä odottavat. Varmasti yksittäiset odotukset ovat hyvin erilaisia keskenään, mutta yhtenäistä on se, että kansalaiset haluavat voida juoda puhdasta vettä, hengittää puhdasta ilmaa, nähdä että lapset voivat nauttia luonnosta kasvaessaan. Ja varmaankaan kansalaiset eivät halua sitä, että poliitikot ovat mukana vaikuttamassa siihen, että tulvia tai kuivuutta on enemmän tai että menetetään miljoonia lajeja maailmasta. Ja näin käy, jos ei toimita. Siksi talouden elpyminen on selkeästi vihreän kehityksen ohjelmaan, digitalisointiin ja kestokykyyn liittyvä kysymys. Toiseksi, haluaisin sanoa, että ei saada jättää huomiota monivuotisia rahoituskehyksiä nyt, kun meillä on Next Generation EU. Tarvitsemme molempia välineitä. Next Generation EU is Next Generation EU liittyy tähän akuuttiin kriisiin. Monivuotiset rahoituskehykset ovat meillä pitkään mukana. Tämä on kaikkein tärkein väline, jotta voidaan päästä pitkän aikavälin tavoitteisiin tutkimus, innovaatio, siirtolaisuus, ulkopolitiikka, turvallisuus, mainitakseni vain muutaman esimerkin. Nämä politiikan alat vaativat eurooppalaista lisäarvoa – vankkaa seitsemän vuoden budjettia, että kaikki nämä asiat saadaan toteutettua. Arvoisat jäsenet, kaikesta tästä työstä on sovittava nyt, lähiviikkoina, jotta voidaan antaa mahdollisuus käsitellä kaikkia muita aiheita, joita meidän käsitellään vuoden loppuun mennessä. Meidän on päästävä kohti tavoitetta ilmastoneutraalista Euroopassa, että syyskuussa ehdetetään uusia ilmastotavoitteita vuodelle 2030. Takana on tiukka vaikutusten arviointi. Tässä yhteistyö Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa on ratkaisevan tärkeää. Lisäksi digitaalinen murros, siihen on saatava lisävauhtia. Hyvät naiset ja herrat, tämän puheenjohtajuuskauden aikana me tulemme tekemään kaiken mahdollisen, jotta pääsisimme yhteisymmärrykseen Ison-Britannian kanssa uusia suhteitamme koskien. Tulemme tekemään tämän kunnioittain periaatteitamme ja suojellen eurooppalaista yhteisyyttä. Minulle on myöskin tärkeää, että meidän transatlanttisemmat suhteemme ovat vahvat, vaikka niihin liittyy paljon haasteita. Kumppanuus Afrikan kanssa on myöskin Saksan puheenjohtajuuskauden ohjelman ydintä ja oman ohjelmani ydintä. Me haluamme kohdata viruksen niin, että voimme samalla osoittaa, ettei Afrikka-kumppanuus ole jotakin, mikä on voimassa vain hyvän sään aikana, vaan että me olemme solidaarisia silloinkin, kun huonot ilmat koittavat. Meidän täytyy löytää tasapainoinen suhde. Ja lopultakin ja ennen kaikkea nyt on korkea aika avata konferenssi koskien Euroopan tulevaisuutta. Me haluamme kaikki päästä tähän tavoitteeseen heti, kuin terveydellinen tilanne sen sallii. Kaikkien näiden syiden vuoksi olen tyytyväinen, että me voimme luottaa Saksan kokemukseen alkaen ensi viikon Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Nyt on aika toimia yhdessä. Gather for Europe's Toistaakseni teidän mottomme yhdessä me tulemme toimimaan, jotta pääsisimme elvyttämään Eurooppaa. Paljon kiitoksia. Grazie, grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja von der Leyen. Seuraavaksi kuulemme poliittisten puhe- ryhmien puheenvuorot. Aivan aluksi kansanpuolen puolesta Manfred Weber, olkaa hyvä. I'm President Sassoli, dear colleagues. His name is Francesco. He's a junior doctor in a hospital in Bergamo. He faced a question that no doctor should ever have to answer. He wants... Hän haluaa pelastaa henkiä ei ole parempaa kuin hän. Ja sama, samaan aikaan naapurimaassa Euroopassa on, ollaan viemässä suojamaskeja. Kansalliset, on kysymys kansallisista eduista. Naapurimaatiat ovat auttamassa Francescoa. Ei ollut kysymys pelkästään Francescosta. Monet ihmiset ympäri Eurooppaa kysyvät itseltään, mitä tapahtui solidaarisuudelle, missä on Eurooppa, kun me tarvitsimme sitä eniten. Ja meillä on paljon odotuksia Saksan puheenjohtajakaudelle Puorahin äh, liittokansleri. Eurooppa luottaa sinuun. Ja on, äh, ei ole syytä etsiä petollisia äh, keinoja, vaan meidän täytyy pitää yhtä. Se on, nyt sinun kanslerikaudellasi on kysymys jälleen Euroopan jälleenrakennuksesta koronakriisin jälkeen. Ja Saksan puheenjohtajakaudella ei saa jäädä pelkästään alviitteeksi. Me tarvitsemme solidaarisuutta Euroopassa ja on kysymys että siitä, että olivatko 20 vuotta hyviä vai ei kun katsotaan äh, taaksepäin kymmenen vuotta, kaikki voit nähdä, että mikä, minkälaisia, meillä oli eurokriisi, maahanmuuttokriisi ja pakolaiskriisi ja nyt koronakriisi. Olemme siirtyneet kriisistä toiseen. Ja miksi? Koska liian usein me ö, äh, olemme, ö, äh, emme, emme, emme luota solidaarisuuteen ja on kysymys vapauksista. Katsokaapa Francescoa. Hän ei jätet, häntä ei jätetty pelkäämään, hän sai rohkeutta. Me tarvitsee Eurooppaa nyt enemmän kuin koskaan. Rohkeutta näyttää äh, muille ja nyt ensimmäinen asia on elvytyssuunnitelma. Me tarvitsemme äh, näitä ratkaisuja tänä, tässä kuussa. Me tarvitsemme rohkeutta tulevaisuudelta. Me emme voi äh, tuhlata rahaa me, äh, lapsiltamme. Me, meidän täytyy rakentaa tulevaisuutta ja e, ilmastoa, digitaalisuutta, teollisuutta enemmän enemmän kuin koskaan. Me tarvitsemme rohkeutta olla rohkea me, me, meidän täytyy olla, me tarvitsee rohkeutta olla oikeudenmukaisia. Me, me kysytään myös, että miten tämä maksetaan takaa, takaisin. Uskoko kukaan täällä, että voisimme maksaa takaisin Euroopan velat ilman resursseja, ilman omia varoja? Siksi me tarvitsemme uudelle, takaisinmaksusuunnitelman vuoteen 2028, esimerkiksi digitaaliveroa. Ja meidän tarvitsemme rohkeutta olla vapaita. Eurooppa ei ole mikään käteis Eurooppa ei ole mikään käteiskassa. Eurooppa, Eurooppa yhdistää yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaatetta täytyy kunnioittaa. On kysymys muistakin asioista. Äh, äh, Saksan puheenjohtajakauden esityksestä meidän täytyy äh, etsiä konkreettisia ratkaisuja maahanmuuttoon, Brexittiin ja moneen muuhun asiaan. Mutta hyvät kollegat, pelkäänpä, että tämä ei riitä. 70 vuotta Robert Schumanin jälkeen 70 vuotta sitten Robert Schuman kohtasi myös haasteet. Eurooppa oli raunioissa, miljoonia kuolleita, ihmisiä oli joutuneet pakosalle. Kuitenkin Schumann oli rohkeutta katsoa eteenpäin päivittäisten tapahtumien yli. Hän uskoi Eurooppaan tänään meillä on, on kysymys digitaalisesta vallankumouksesta ja vihamielisestä Venäjästä. USA vetäytyy, mitä Kiina tekee. Ja pohjoisnapa sulaa ja liberaalin demokratia, johon me uskomme, on, on hyökkäysten kohteen. Kyllä, tätä päivää koetellaan jälleen. Edelleenkin kysytään, että niin kuin Schumann, että meidän täytyy tuota rohkeutta katsoa tämän päivän yli. Siksi minun kysymykseni onkin joka päivä, meidän täytyy puhua identiteetistä. Tänään me perustelemme Eurooppaa pienten jokapäiväisten onnistumisten perusteella. Ei rajavalvontaa, euro, meillä on paljon onnistuneita juttuja, mutta hyvät kollegat, tämä me tarvitsemme globaalin näköalan Euroopan täytyy, jos, jos Eurooppa ei toimita tuloksia, niin se on huono. Tämä näkemys Euroopasta eh, eh, näkyy taas Franceskon kohdalla. Ei, eh, mikään yhteisö ei pärjää ilman yhteisön henkeä, ilman yhteisiä arvoja ja identiteettiä. Ja niin kuin sanoisin epp e läisille me tarvitsemme eurooppalaista elämäntapaa ja demokratiaa, riippumattomuutta ja sosiaalista markkinataloutta ja ennen kaikkea vapautta. Yhdysvallat, siellä, on, siellä ei vieläkään ole kansallista sairausvakuutusta ja Kiinassa ei ole demokratia eikä vapautta. Meidän Eurooppa, eurooppalainen elämä, elämäntapamme tekemistä eurooppalaisia. On hyvä olla eurooppalainen. Olen ylpeä sen, että olen eurooppalainen me, meidän täytyy löytää rohkeutamme uudelleen, katsoa tulevaisuuteen ja rohkeutta ottaa ensimmäinen, seuraava askel. Solidaarisuus kestää vain, kun meidän ja arvo, arvojemme, arvomme pysyvät globaalilla tasolla, jos me voimme luoda yhteisen yhteisön äh, arvon. Siksi me tarvitsemme aitoa eurooppalaista demokratiaa, johon ihme, ihmiset voivat tukea. Meidän täytyy ajatella suurilla tavoilla, niin kuin Helmut Kohl teki, niin kuin Lafayette teki ja mainitsakseni vain muut, muutaman. Luotan kansleriin ja Saksan puheenjohtajakauteen, että se tulee selviytymään tehtävistä tehtävistään. Ei ole kysymys pelkästään päivittäistä haasteista, vaan myös seuraavista askelista Euroopan integraatiosta, että kehitämme Euroopan demokratiaa ja luomme Eurooppa, kehitä, kyllä Euroopan identiteetille Euroopan, eurooppalaiselle jollain tavalla. Kiitoksia. E adesso la parola alla Paljon kiitoksia. Seuraavaksi antaisin puheen puheenvuoron puheenjohtaja Garcia Peresille. SND-ryhmästä alkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat, hyvä liittokansleri Merkel. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Tämä on Euroopan demokratian koti. Historiassa on hetkiä, jotka vaativat rohkeutta ja visioita, ja nyt on sellainen hetki. Tästä syystä me luotamme teidän kokemukseenne ja teidän äh, saksalaiseen kokemukseenne siinä, kuinka voimme tehdä töitä Euroopan yhteen saattamiseksi. Nyt on aika luoda Euroopalle ohjelma ja taata se, että me toimimme nopeammin, yhtenäisemmin näiden kriisien edessä. Meidän täytyy suojella strategisia sektoreitamme ja yhteiskuntaamme tuleva Euroopan neuvoston kokous saattaa hyväksyä elvytyssuunnitelma ja tämä on hyvin käänteentekevä hetki. Meillä tulisi olemaan paljon varoja käytössämme, mutta kyseessä eivät ole vain luvut. Kyseessä on poliittinen hanke. Kun Robert Schuman Konrad Adenauerille ehdotti hiili- ja teräsliittoa, hetki oli historiallinen. Kyseessä ei ollut vain tekninen hanke, kyseessä oli moraalinen vastuu Euroopan kansojen edessä. Saksan tulevaisuus riippuu yhä nytkin Euroopan tulevaisuudesta ja päinvastoin. Tulevina kuukausina tulemme tekemään yhteistyötä, jotta voisimme kattaa idän ja lännen ja pohjoisen ja etelän väliset eroavaisuudet ja palvella kansalaistemme etuja. Meidän täytyy osoittaa maailmalle, että on mahdollista luoda reilu yhteiskunta, kestävämpi yhteiskunta, sellainen, joka ottaa tulevaisuuden ja ympäristön huomioon ja on oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kaikilla aloilla naisiakin on johtajina meidän täytyy myöskin ähm, julkispalveluja suojella, koulutusta, taata reilu palkkataso. Ja meidän täytyy myöskin pystyä hallinnoimaan maahanmuuttovirtoja reilulla tavalla. Tämä kaikki on ohjelmassa mukana. Huomaamme, että se, mikä on ennen ollut toimiva keino, ei nykyään enää toimi. Minun kollegani ovat työstäneet tiekarttaa reilumman Euroopan eteen kansalaisia lähempänä olevan Euroopan eteen. Ja täällä on useita seikkoja, joita täytyy tarkastella, jotta pääsisimme ongelmistamme yli. Meidän täytyy tehdä myöskin Euroopan tulevaisuutta koskevan konferenssin tiimoilta yhteistyötä kansalaisten kanssa. Haluaisin vakuuttaa, että me jaamme samat arvot ja meidän täytyy nyt kaikkien jakaa sama sitoumus, että puolustaisimme näitä arvoja, että niistä tulee todellisuutta. Charles. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Renew-ryhmän puolesta puheenjohtaja Cholos, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, kun kuuntelin teidän puheenvuoroanne, tunsin monenlaisia tunteita. Me molemmat olemme tunteneet erilaisen Euroopan, sen Euroopan, jota usein kutsuttiin Itä-Euroopaksi, jota vuosikymmenet riivasivat erilaiset kommunistiset totalitaariset hallinnot. Ja täällä salissa me puhumme usein unohdetuista sitoumuksista. Me haluamme kaikki tällä hetkellä vaurasta, vakaata Eurooppaa. Kuitenkin meillä on myöskin käsissä hetki, jona eurooppalainen unelma on muuttumassa tietyllä tavalla pettymykseksi ja haehtuneeksi unelmaksi. Kuitenkin vain toivo voi vastustaa tätä epätoivoa. Te puhuitte Euroopan tulevaisuutta koskevasta konferenssista ja elvytysohjelmasta ja uudesta monivuotoisesta rahoituskehyksestä. Viimeisimmät Euroopan komission ähm, ennusteet talouden suhteen osoittavat jälleen, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tulevaisuus on eurooppalainen ja nyt useisiin leireihin jakaantuminen olisi historiallinen virhe. Toivon, että puheenjohtaja maana neuvostossa te saatte kompromissin aikaan jo ensi viikolla. Mutta kun kuuntelin teitä, en voi myöskään peittää huolestumistani. Te olette hiljattain todenneet, että meidän täytyy ensin saada varoja käyttöön ennen kuin voimme puhua äm, oikeusvaltioperiaatteesta. Sallikaa minun ilmaista eriävä mielipiteeni. Me emme voi rakentaa tällä tavoin Eurooppaa. Eurooppaa rakennetaan yhteisen hankkeen ja vision ympärille vakaiden arvojen varaan, kuten te sanoitte. Nyt monet eurooppalaiset johtajat uhkaavat toimillaan kuitenkin tätä hanketta. Viktor Orban, joka on teidän poliittisesta perheestänne, on hyvä esimerkki, mutta ei lainkaan ainut tällainen henkilö. Rova liittokansri, nyt on aika tarttua historian haasteeseen. Meidän täytyy Eurooppa-neuvostossakin puolustaa oikeusvaltioperiaatetta. Poliittinen mahdollisuus on nyt aivan selvästi käsillä. Näitä 1800 miljardia euroa täytyy käyttää harkiten. Meidän täytyy toimia niin, että kaikki eurooppalaiset voivat elää vapaina ja vauraina. Me luotamme teihin, hyvä liitto, kansleri. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, ID-ryhmän puolesta puheenjohtaja Möytin, olkaa hyvä. Arvoisa kansleri, komission puheenjohtaja, parlamentin puhemies, monet ihmiset Euroopassa – odottavat poliittista viisautta kauas antoista katsomista Saksan puheenjohtajakaudella. Ja nyt tämä on todella välttämättömämpää kuin koskaan. Mutta se, mitä te esitätte, ei liity oikeastaan viisauteen, vaan ideologiaan. Te ette ole oikea taho ajamaan Euroopan ajatusta eteenpäin, vaan tapatte tämän ajatuksen Euroopan ideaalit perustuvat kulttuuriidentiteettiin, vapaaseen järkeen ja yksilön vapauteen, mutta näitä asioita te poljette jaloillanne. Kulttuuriidentiteetti, kristittyjen juutalaisten identiteetti on sellainen, jonka te haluatte tällaisen monikulttuurisen rakennelman kautta tuhota. Me olemme nähneet, mihin tämä voi johtaa Dijonin ja Stuttgartin tapahtumien aikana. Jos ette tätä näe, ette ymmärrä ihmisten tarpeita. Ihmiset ovat ranskalaisia, italialaisia, puolalaisia, unkarilaisia tai saksalaisia ensin ja vasta sitten eurooppalaisia. Järkevyys vaatii politiikkaa, joka perustuu tiedon varaan ja siihen, että kunnioitetaan oikeutta. Teidän kaoottinen päätön talous- ja rahapolitiikka jättää tämän huomiota. 750 miljardia elpymisrahastoon esimerkiksi osoittaa, että tämä ei voi olla järkevää politiikkaa. Kaikkein pahinta on se, että jatkuvasti rajoitetaan ihmisten vapautta. Esimerkiksi Green Deal, yhteiset velat ja niin edelleen. Tämä on ihan jotain muuta kuin vapautta. Liittokansleri Merkel – antaa mielellään 500 miljardia Välimeren ystävilleen ja Macronille. Ja sitten vielä 750 lisää. Tässä ei ole kyse teidän rahoistanne, vaan rahasta, joka otetaan veronmaksajilta, jolta ei ole edes kysytty mitään – tätä kaikkea ajetaan sosialistisen ideologian takia. Tässä on todella tuhottu vapautta. Ja sitten puhutte, liittokasli Merkel, siitä, että Saksa ei saa ajatella ainoastaan itseään, vaan sen pitää osoittaa solidaarisuutta vielä enemmän kuin aikaisemmin. Tiedättekö, minkälainen taloudellinen tilanne saksalaisilla on verrattuna ranskalaisiin ja italialaisiin? Oletteko tietoisia siitä, miten saksalainen pärjää? Esimerkiksi kun ajatellaan eläkeikää, se on Saksassa korkeampi kuin kaikissa Välimeren maissa. Miten te oikein ymmärrätte nämä asiat? Aivan hullusti. Te, Angela Merkel ja komission puheenjohtaja Jelle Gard haluatte ajaa talouspolitiikkaa, joka ei ole oikein. Saksan pitäisi puheenjohtajan valtiona ottaa etäisyyttä tähän tuhavan kurssiin. Sen sijaan esitätte näitä asioita edelleen. Tämä on karhunpalvelus ei ainoastaan Euroopalle, vaan koko Eurooppa-ajatukselle. Ja näin tuhatte myös Eurooppaa tulevilta sukupolvilta. Kiitos. Per il gruppo dei Verdi, president... Seuraavaksi äh, vihreiden puolesta Ska Keller, puheenjohtaja, olkaa hyvä. And, uh, miss... Puhemies, äh, Rova Merkel, voin sanoa teille, äh, tämän parlamentin suuren enemmistön nimissä, että lämpimästi tervetuloa Euroopan parlamenttiin. on varmastikin äh, vaikeaa hahmottaa Euroopan unionia, jossa me kuitenkin suuri enemmistö meistä työskentelee sen puolesta, että tästä tahdin parempi Eurooppa kansalaisille, vaikkakin eroja joskus löytyy siihen, millä tavalla eteenpäin mennään. Mutta meidän täytyy tehdä tiukemmin työtä Euroopan moninaisuuden, Euroopan unionin äh, moninaisuuden puolesta tässäkin talossa. Saksa on nyt puheenjohtajamaa hyvin vaikeana aikana ja koronakriisi on oikeastaan koko Euroopan unionin kannalta historiallinen hetki. Kriisin alkaessa unionia uh, uhkasi sitten tällaiset kansalliset toimet. Laitettiin esteitä ja ihmiset, ihmisten usko Euroopan unionin kärsi, mutta kriisikin on mahdollisuus. Lopultakin saataisiin rakennettua solidaarista Eurooppaa, jota me tarvitsemme. On myös teid, se on myös teidän, Euroopan riittokansleri, ja myös Saksan liittohallituksen tehtävä käyttää käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen ja yhdistää Eurooppa uudelleen. Ja, ja minä tästä tulee, onnittelen teitä tästä Saksan ja Ranskan yhteisestä aloitteesta, että saataisiin rohkeutta ja solidaarisuutta eikä kansallismielisyyttä. Ja, ja tämä varmastikin, ähm, monet oli, olisivat toivoneet sitä aikaisemmin jo, mutta vielä ei ole mitään voitettu. Me tarvitsemme, tarvitsemme vielä paljon työtä, en, kunnes tällainen ohjelma saataisiin liikkeelle. Tähän tarvitaan vahvoja kumppaneita. Me Euroopan parlamentissa olemme valmiita kunnianhimoiseen elvytyssuunnitelmaan. Me olemme rahaston kannalta, jolla on mahdollista tulevaisuuden investoinnit ja avaisi tien silloin ekologiselle ja sosiaaliselle taloudelle joka pystyy vastaamaan tämän ajan haasteisiin. Rahasto, joka auttaisi heikoimpia maita Euroopan ja, ja eikä syvennä niiden velkatilannetta. On kysymys rahastosta, joka puolustaa oikeusvaltioperiaatetta ja, ja, ja taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Ja, ja tähän tästä, tähän me, tästä, tämän puolesta me toimimme Brysselissä ja kansallisessa parlamentissa se, tämä kammottava koronakriisi osoittaa, että me voimme toimia päättäväisesti ja sillä tavalla päästä eteenpäin. Ja tätä, tämä rohkeus, tämä päättäväisyys on tarpeen myös ilmastonkriisin hoitamisessa, sillä ilmastonmuutos on kuitenkin siellä. Sitä täytyy hoitaa, kunnes meillä on jo aikaa siihen. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka sitten todellakin saa tuta tämän ilmastonmuutoksen, metsien kuolema ja helleaallot jotka vahingoittavat myös ihmisten terveyttä ja pois, vähentä, heikentävät ihmisten elämisen perustaa. Ja kun on kysymys seuraavasta sukupolvesta, jotka, jotka ovat vielä lapsia, meillä on kuitenkin vastauksia uusiutuvat energiat, saataisiin puhtaampaa ympäristöä ja kestävää kehitystä. Meidän täytyy vain ryhtyä tuumasta toimeen. Meidän täytyy tuumasta toimeen. Ja Saksan puheenjohtajakausi voi antaa, antaa tässä merkittävän panoksensa. On tärkeää on ilmastolainsäädäntö mutta meidän täytyy olla kunnianhimoisia, sillä meidän täytyy sitten huolehtia siitä, että myös muut maat, maat saada mukaan. Ja siksi me vaadimme koko Euroopan unionilta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja asianmukaisia päätöksiä. Minä vetoan teihin. Osoittakaa, näyttäkää rohkeutta Euroopalla myös ilmastonmuutoksen osalta. Koronakriisi vaikeuttaa näitä tehtäviä, mutta meidän täytyy toimia siksi nyt. Siihen me tarvitsemme myös teitä, rouva liittokansleri. Paljon kiitoksia. Presidente Fitto. Kiitoksia puheenjohtaja Fitto. ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää liittokansleri Merkeliä siitä, että hän on täällä kertomassa Saksan puheenjohtajuuskauden painopisteistä tänään. Saksa astuu vetovastuuseen nyt hyvin vaikealla hetkellä mantereillamme, historiallisesti vaikealla hetkellä. Äh, valitettavasti Euroopan unionin vastaus kriisiin on ollut hidas, ähm, tehokkuudeltaan rajattu ja ongelmallinen valtioiden välisen solidarisuuden suhteen. Ähm, komissio on nyt arvioinut kasvulukuja Ähm, uudelleen Eiren ähm, ja laskenut äh, ennustuksiaan ähm, yli 10 prosentilla esimerkiksi Ranskan ja Italian osalta. Nyt on aivan selvää, että meillä ei ole enää aikaa odotella. Nyt täytyy toimia. Se, että ensi viikolla löydettäisiin yksimielisyys, on välttämätöntä. Meidän täytyy toimia niin, että varat saadaan mahdollisimman nopeasti kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tämä on vastuullamme. Me emme voi nyt enää puhua mistään äh, vaatimattomasta kompromissista. Meidän täytyy olla vastuumme tasalla. Saksalla on nyt valtava vastuu. Meidän täytyy itsekkyys asettaa sivuun ja toimia solidaarisesti Euroopan unionin perustavien ajatusten mukaisesti. Nyt ehdollisuus riittää. Meidän täytyy toimia toisin taloudellessa. Meidän täytyy tukea yrityksiä ja niitä, jotka ovat kärsineet kaikkein eniten. Meidän täytyy harjoittaa suotuisaa kaupapolitiikkaa myöskin eh, sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoiden täytyy kuitenkin olla tasapainoiset meidän ei täydy luoda tilannetta, jossa valtioiden päätökset lisäävät epätasapainoa. Meidän täytyy myöskin olla rajoittamatta valtioiden itsemääräämisoikeutta ja riippumattomuutta. Meidän täytyy toimia myöskin asettamatta meidän yritystemme tasapainoa kyseenalaiseksi. Me haluamme olla nyt aivan selväsanaisia. Me emme halua mitään Brysselin keskitettyjä saneltuja pakkoja. Me haluamme joustavampaa, kunnioittavampaa Eurooppaa, joka ottaa huomioon eri maiden eri tilanteet. On mahdotonta hyväksyä, että laillisesti, demokraattisesti äh, valitut hallitukset joutuvat äh, kritiikin kohteeksi oikeusvaltioperiaatteiden vuoksi vain siksi, etteivät ole samalla linjalla kuin Bryssel. Ja tämä koskee myöskin maahanmuuttopolitiikkaa. Teidän ministerin myönsivät eilen, että monet jäsenmaat tarvitsevat varoja maahanmuuttovirtojen hallitsemiseen. Kyseessä ei ole turvapaikanhakujärjestelmä, vaan ennen kaikkea se, että meidän täytyy ähm, kontrolloida maahanmuuttoa ulkorajoillamme. Ja meidän täytyy myöskin puuttua ihmisten salakuljettamiseen. Ja Erdoganin Eurooppaa vastaan käyttämiin aseisiin. On aivan sietämätöntä, että Turkki laajentaa Euroopan unionin kustannuksella valtapiiriään e- välimerellä. Ja tämän lisäksi meidän pitäisi vielä saada hyvä Brexit-sopimus aikaan, taistella terrorismia vastaan ja toimia kansainvälisesti. Meidän täytyy löytää kansainvälisesti tapa löytää historiallisten kumppaneiden kanssa sopimus. Meillä on Kiinan suhteen tiettyjä jäsenmaita, jotka sulkevat silmänsä myöskin Hongkongin autonomikysymyksiltä ja kaupassa epäreilulta menettelyiltä, jotka asettavat eurooppalaiset toimijat äm, aggressiivisten hyökkäysten alle. Josef Ranski, todellinen eurooppalainen patriotti. En kuullut, että muille oltaisiin näin huudeltu. Pyytäisin kunnioitusta. Euroopan parlamentissa pitäisi kuunnella kaikkien puheenvuoroja hiljaa. Josef Ratzinger, todellinen eurooppalainen patriotti, ähm, entinen paavi, on moneen kertaan korostanut sitä, että me emme voi kuvitella, että meillä olisi yhteinen eurooppalainen koti, joka kieltäisi historialliset juurensa ja taustansa. Meidän pitäisi ottaa oppia tästä esimerkistä, ettemme toistaisi eurooppalaisia menneisyyden virheitä. Paljon kiitoksia GUE-ryhmän puolesta puheenjohtaja Shirlevan, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies, arvoisa liittokansleri. Tämän puheenjohtajakauden kautta saatte toisen mahdollisuuden. Eurooppa ei ole unohtanut sitä, että teidän vastauksenne talous- ja rahoituskriisiin oli säästö. Erityisesti eteläisessä Euroopassa jouduttiin maksamaan paljon tästä kriisistä valtava nuorisotyöttömyys, yksityistäminen, hoivan leikkaaminen, pienemmät palkat ja eläkkeet. Tämä oli väärää politiikkaa ja se melkein johti EUn tuhoon. Toivon, että puheenjohtajakaudella ne näette, että voidaan korjata aikaisemmin tehdyt virheet. Säästöpolitiikan sijaan Eurooppa tarvitsee solidaarisuuspolitiikkaa. Arvoisa liittokansleri, teidän toimijanne mitataan sen mukaan, selvitäänkö koronapandemiasta yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti. Mutta oletteko huomanneet, että tähän mennessä keskustelussa ei ole keskusteltu yhtään niistä, jotka ovat pitäneet yhteiskunnan liikkeessä viime kuukausien aikana? Huomasitteko, että hoitohenkilökunta, opettajat, myyjät bensa-asemilla ja supermarketeissa tai leipomoissa on jäänyt mainitsematta – tässä keskustelussa. Meidän täytyy huolehtia poliittisesta tehtävästämme ja huolehtia näistä ihmisistä, jotta he selviävät ilman epävarmoja työsuhteita ja köyhyyttä. Euroopassa käydään kiistaa jäsenvaltioiden kesken. Siihen kyllästytään. Ennen kesää tarvitaan selvyyttä monivuotisista rahoituskehyksistä ja elpymisrahastosta. Ja kun sitten jälleen kuulen täällä keskustelussa puoleystävältänne ja poikkeuksellisesti komission puheenjohtajalta, että jälleen varat liitetään uudistuksiin, jälleen yksityistetään, jälleen säästetään. Eivätkö konservatiivit ole katsoneet mitään uutisia viime kuukausien aikana? Haluaisin antaa teille neuvon, Merkel. Valtiovarainministeri Scholz blokkeerasi digiveron neuvostossa ja viittasi OECD-hän, mutta nyt Trumpin hallinto on lähtenyt pois kansainvälisestä yhteistyöstä. Saksan on lopetettava se, että Saksa estää edistyksen tärkeissä kysymyksissä. Digiveron lisäksi maakohtainen raportointi esimerkiksi on niin, niin tärkeä asia, jotta päästäisiin eroon suuryritysten veronkiertotoimista. Sosiaalisympäristöllinen muutos on keskeinen hanke, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Siksi tarvitaan ilmastopolitiikkaa, jossa noudatetaan Pariisin sopimuksen tavoitteita. Siksi vihreän kehityksen ohjelma, jonka esititte tänään, josta von der Leyen puhuu, on hyvin kaukana siitä, jos todella halutaan ilmaston suojelua. Miksi pidätte kiinni sellaisesta kauppasopimuksesta kuin Mercosur esimerkiksi? Tiedätte varsin hyvin, että äärioikeiston brasilialainen presidentti Bolsonaro on yhteisvastuussa siitä, että Amazonian sademetsiä tuhotaan. Lisäksi olen sitä mieltä, että demokratioiden ei pitäisi kauppasopimuksia solmia äärioikeiston kanssa, vaikka niin, että kun on kyse bisneksestä ja taloudellisista kysymyksistä, silloin eurooppalaisilla arvoilla ei ole enää mitään sijaa. Euroopan ulkorajoilla nämä eurooppalaiset arvot hukkuvat aina kun joku hukkuu liikkuu välimerellä. Näitä ihmisiä ei auteta sitä kautta, että joidenkin autokraattien tai sotalordien kanssa tehdään likaisia sopimuksia. Tarvitaan politiikkaa, jossa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja solidarisuus. Sanokaa tämä myös sisäministeri Seehoferille. Luottamus Euroopan demokratiaan. Sitä voidaan vahvistaa, liittokansleri Merkel. Jos vähennätte lobbauksen merkitystä neuvostossa ja tuotte julki neuvoston pöytäkirjoja. Tämä olisi järkevä edistysaskel ja lisää niitä tarvittaisiin varmasti, mutta tämä olisi järkevä askel eteenpäin, jotta koronakriisin kiistojen jälkeen lähdettäisiin jälleen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on sosiaalisesti oikeudenmukainen, ympäristöystävällisempi ja demokraattisempi Euroopan unioni. Kiitos. Grazie. Non iscritti, onorevole so. Eh, kiitoksia puheenjohtaja Sitoutumattomat, olkaa hyvä. President. Puhemies. Hyvää ruokahalua, rouva liittokansleri. miten Euroopan unioni pääsisi tästä kriisistä? Miljoonat ihmiset kysyvät sitä. Ja kuitenkaan mitään muuta ei välttämättä tule mieleen ja ilmeisesti Eurooppa kaipaa euro- saksalaista johtajuutta. Miksi vasta nyt? Miksei 80 vuotta sitten? Tämä mantere olisi säästänyt monelta asialta. Jo, näyttää siltä, että koronavirusta yritetään tukahduttaa paljolla rahalla. Ja, ja, ja, mutta valitettavasti sama ei onnistunut Viktor Orbanin suuntaan. Ilmastonmuutoksen haluatte kieltää ja sitten nauraa äh, asioista huomioon. Se siis haluaa selviytyä maahan, maahanmuutosta ja haluaa sitten, että äh, ne näkyvät siellä, missä äh, eivät kiinnitä kenetä huomiota tekin ja teidän 27 750 miljardia ei pysty huolehtia siitä, että Hamburin Hamburin jalkapallojoukkue pääsisi taas äh, tota, pelaamaan jalkapalloliigassa. Il primo giro dei presidenti ha chiesto ensimmäisen kierroksen äh, lopuksi pyytäisimme, että liittokansalainen Merkel käyttää uudelleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja herra president. Niin, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Oikeastaan mä puhun lyhyesti. Haluaisin ensin kiittää niitä, jotka toivottivat onnea menestystä. Varmasti on selvää, että yhteistyö ei koske ainoastaan jäsenvaltioita, vaan myös yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Puheenvuoroissa on käynyt selvästi ilmi myös se, että ajatukset siitä, mitä pitäisi saada aikaan, vaihtelevat kovasti. Tämä ei koske ainoastaan siis hallitusten valtioiden päämiehiä tai neuvoston puheenjohtaja, että pitäisi löytää ratkaisua. Kaikkien pitää tehdä yhteistyötä, jos haluamme jotain saada aikaiseksi. Haluaisin selkeästi sanoa, että oikeusvaltiosta puhuin ja perusoikeuksista. Juuri siksi, että nämä ovat Saksan puheenjohtajan kauden aikana todella prioriteetteja, tärkeitä sellaisia. Kuitenkin on luotava pohja sille, että voidaan tehdä työtä ja rahoituskehykset ovat siksi tärkeitä, samoin kuin elpymisrahasto. Ja haluaisin tänään jo viitata siihen, että – Varmasti keskusteluissa, kuten parlamentin puhemiehen kanssa me puhuimme jo, että yhdessä parlamentin kanssa meidän on osoitettava valmiutta kompromisseihin, koska tietenkin ajatukset vaihtelevat kovasti vielä jäsenvaltioidenkin kesken. Se, mitä en voi hyväksyä, tämän haluan selkeästi sanoa, että sanotaan, että tietyt ajatukset ovat ainoita oikeita. Tämä ei käy demokratiossa ja suvaitsevaisuudessa. Tämän kautta ei päästä eteenpäin ja tämän haluan tällä selkeästi sanoa. Todellakin myös vaikeista kysymyksistä joudumme puhumaan. Manfred Weber puhui omista varoista. Haluaisin viitata yhteen asiaan. Ymmärrän tämän aiheen. Se on tärkeä kysymys Euroopan parlamentille, mutta toisaalta on esimerkiksi niin, että tietyt varat joita komissio pitää nyt omina varoina, ovat jo suunniteltuina kansallisissa budjeteissa. Meidän pitää ottaa toiset siis huomioon. Ja nähtävä myös se, että taloudellisesti hankalina aikoina oma vara, omat varat eivät saa tarkoittaa sitä. Enkä puhu nyt digiveroa vastaan, sen haluan sanoa, mutta faktisesti tämä voisi johtaa siihen, että esitetään ikään kuin yleisesti ottaen korkeampia veroja. Se olisi vaikea haaste näin aikoina. Digiverosta haluaisin sanoa seuraavaa. Totta kai on aina parempi, jos onnistutaan siinä, että verosta voidaan sopia globaalisti kansainvälisesti. Siksi on mielestäni ihan legitiimiä, että pyrittiin ensin odottamaan OECDn työtä, koska kaikki muu saattaisi johtaa hankalan kauppakiistaan ja se on nähtykin joistain esimerkkeistä. Mutta jos minkälaista ratkaisua tässä ei löydy, meidän pitää tarkkaan miettiä sitä, miten voisimme löytää Eurooppaa koskevan ratkaisun, koska ei voida ajatella, että digitalisoinnin kautta saadaan luotua lisäarvoa lähes ilman, että maksetaan veroja kansainvälisissä rahoitusmarkkinoiden säännöissä on nähty hyviä asioita, mitä tulee avoimuuteen veroparatiisien osalta esimerkiksi digiveron osalta. Tämä kysymys on ehkä vähän vaikeampi. Ja lopuksi vielä. Mielestäni meidän pitää selkeästi erotella eurokriisi tai talous- ja rahoituskriisi, joka liittyy globaaliin talouskriisiin ja se nähtiin tietyissä EU-jäsenvaltioissa ja erotetaan se tämän päivän pandemiasta on kiistatonta, että jokainen jäsenvaltio on kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Ja sosiaalinen mallimme voi onnistua ainoastaan, jos sitä vastaan ei hyökätä. Meidän on ajateltava, minkälainen velkataso on mahdollinen. Siksi on oikein, että jäsenvaltioissa tehtiin uudistuksia. Mutta tietenkin tarvitaan paljon solidaarisuutta, ajatellen vakausmekanismia tässä esimerkiksi. Tämän päivän kriisi taas ei ole sellainen, että joku maa olisi syypää tai aiheuttanut sen. Tämä on virus, sille ei voida nyt mitään ja se on iskenyt eri tavoin eri jäsenvaltioihin. Ja kun näin käy, silloin tarvitaan ihan erilaisia välineitä ja ihan erilaisia vastauksia. Siksi minä tuen tätä elpymisrahastoa. Kiitos. Presidente Merkel, riprendiamo il dibattito. Onorevole Kaspari. Paljon kiitoksia kansleri Merkel. Seuraavaksi edustaja Kaspari, yksi minuutti, olkaa hyvä. Sehr geehrte Frau rouva liittokansleri vetoan sen puolella, että tässä taloudellisen kehityksen tilanteessa ei, emme jatka entiseen tyyliin yritykset, jotka elävät, jotka ovat olemassaolonsa raunioissa ja ihmiset kärsivät työttömyystä. Meidän täytyy avata uusia näköaloja ja luottavaisuutta. Siksi me emme saa, pitää, emme saa pitää keinotekoisessa hengissä vanhoja rakenteita. Meidän, ja näiden kieltojen lisäksi me tarvitsemme rahaa tulevaisuuden, tulevaisuusinvestoinnille. Toivottavasti samanaikaisesti käytämme rahaa myös, pohdimme sitä takaisinmaksua maksua. Se, että yleisesti leikataan budjettia, se ei toimi. Millä tavalla sitä voitaisiin investoida tutkimukseen ja rakentaa Eurooppaa ja rakentaa Euroopan ulkorajoja? Minä vetoan sen puolesta, että ei puhu, emme puhu vain rahasta, mutta samasta poliittisesta unionista, sen kehittämisestä. Euroopan vahvistaminen ulko- ja turvallisuuspolitiikan innovaatiovoimassa, ilmastonmuutoksessa ja ulkomaankaupassa, kaikissa asioissa, joissa tarvitsemme vahvaa Eurooppaa. Kaikki tämä on teidän agendallanne. Minä toivotan siihen paljon menestystä. Grazie, onorevole Prego, un Kiitoksia edustaja Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa liittokansleri, komission puheenjohtaja, arvon kollegat. Euroopan eurooppalaiset yhteiskunnat ja Euroopan talouskysymykset ovat eurooppalaisia hankkeita. Joko tämä onnistuu koko Euroopassa tai sitten ei ollenkaan. Puhuitte jo tästä, arvoisa liittokansleri se, että EUn budjetissa saadaan enemmän sietokykyä, on tärkeää. EUn jäsenvaltioille tämä on tärkeä kysymys ja Euroopan parlamentille myös. Eurooppalainen yhteistyö, sen lisääminen ei ole mahdollista, jos ei huolehdita demokratiasta ja siitä, että voidaan olla mukana päättämässä – budjettikysymyksistä. Kyse on avoimuudesta, jotta nähdään, miten elpymisrahaston varoja käytetään. Ilman parlamentin valvontaa tätä avoimuutta ei ole olemassa. Siksi todella vetoisin teihin, arvoisa liittokansleri. Toivoisin, että neuvostossa ajatte sitä, että parlamentin vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan. Kiitos. Grazie, onorevole Asmani. Prego, un minuto. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Asmani. Yksi minuutti, olkaa hyvä. The chair. I would uh, like welcome. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin toivottaa kansleri Merkelin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Luonnollisesti meillä on suuret odotukset eh, Saksan puheenjohtajuuskauden osalta. Eurooppa haluaa korostaa sitä, kuinka tärkeää on päästä eh, yksimielisyyteen eh, elvytyspaketista ja monivuotoisesta rahoituskehyksestä tämän kriisin jälkeen. Emme kuitenkaan tarvitse vain elvyttämistä, tarvitsemme älykästä elvyttämistä. Euroopan täytyy osoittaa, että se pääsee tästä kriisistä yli vahvempana. Nyt on aikea muuttaa talouksiamme kestävämmiksi, vihreämmiksi, digitaalisemmiksi, mutta meidän täytyy myöskin korostaa sitä, kuinka tärkeää oikeusvaltioperiaate on. Tämä on aivan ensimmäisen tärkeää ja haluaisin kuulla, kuinka Saksan puheenjohtajamaana haluaa saada tulosta aikaan tällä alalla. Meillä on tietenkin muitakin haasteita. Äh, meidän täytyy välttää äh, kova Brexit, meidän täytyy puuttua maahanmuuttovirtoihin ja mm, suojella Euroopan unionia tässä maailmassa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä näiden tärkeiden haasteiden osalta. Äh, kansleri Merkel Europa. Haluatteko meidän kanssamme uudistaa Eurooppaa? Kiitos. Annemans, un minuto, prego. kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Annemans, yksi minuutti. Kollegat, toisin kuin mitä on voitu olettaa Euroopan unioni on Brexitin jälkeenkin halunnut ajaa yhtenäisvaltion suuntaan monilla alaa. EUssa ei ole otettu huomioon sitä, mitä kansalaiset haluavat. Roa Merkel, varmasti itse pidätte tätä Euroopan unionin puheenjohtajakautta hyvänä mahdollisuutena saada hieno käänne uraanne, mutta Eurooppalaisten kansalaisten joukossa on monia, jotka suhtautuvat hyvin varauksellisesti tähän liittyen valtiokehitykseen Euroopan unionissa ja epäilevät tätä erityisesti, kun Saksa lähtee ajamaan tätä federalistista hanketta eteenpäin. Kriittiset kansalaiset näkevät tämän siis kahtalaisena uhkana ja halusin kiinnittää tähän nyt huomionne, jotta voidaan huolehtia siitä, että nämäkin äänet tulevat kuuluviin. Kiitos. Edustaja Dilbo Goldfield, yksi minuutti, olkaa hyvä. Yeah, nous pouvons... Rouva liittokansleri eurooppalaisena federalisteina me voimme olla vakuuttuneita siitä, että Euroopan tasolla me voimme vastata tämän vuosisadan valtaviin haasteisiin, jotka ovat maailmanlaajuisia. Mutta olemme myöskin huolissamme Euroopan unionin ähm, tulevaisuuden suhteen. Meillä on ollut vuonna 2020 Brexit ja tämän lisäksi meillä on kaksi Euroopan unionin jäsenmaata, jotka uhmaavat eurooppalaisia arvoja ja luovat lähestulkoon totalitaarisen hallinnon ja uhkaavat oikeuslaitosta tiedotusta ja mediaa. Tämä saattaisi aiheuttaa hirvittävän tartuntavaaran naapurivaltojen hallinnolle, jos me huomaamme, että tällaisesta ei seuraa mitään muuta kuin moitteita ja varoitteluja. Rouva Merkel, teidän maanne historian sen tärkeän roolin vuoksi vetaan te, teihin toivoisin, että olisitte hyvin rohkea, vielä rohkeampi kuin Suomi aikoinaan puheenjohtajamaana puolustaessanne oikeusvaltioperiaatetta. Kaikki taloudelliset ja diplomaattiset pakotteet täytyy käyttää, jotta voisimme puolustaa demokratiaa Euroopassa. Kiitoksia edustaja Kuzmiuk, yksi minuutti. Puhemies, Rova Merkel, herra puhemies, teidän maanne ei ole pelkästään päämaksaja silloin, kun puhutaan budjetista, mutta samalla yksi suurimpia edunsaajia yhtenäismarkkinoilla. Näin arvioitu, että noin 200 biljo, miljardin tasolla vuodessa saman verran, mitä tämä maksatte budjettiin. Luuli, minusta solidaarisuus on jotain sellaista, jota pitäisi odottaa myös, kun on kysymys yhdestä miljardista jota maksetaan äh, valtion apuna EUn e, e tasolla, mutta tämä kriisi EUssa on se, että Saksan talous on keskittynyt niin paljon vientiin, mutta meillä on ongelmia myös saada uusia ohjelmia, päästä tässä eteenpäin. On niin tärkeää, että puhua monivuotisesta rahoituskehyksestä tätä taustaa vasta. Ja viimeinen kommenttini, yhteinen maatalouspolitiikka, meidän viljelijämme ja tuottajamme tuovat ruokaa pöydälle kriisinkin aikoina. Siksi onkin erityisen tärkeää, että vahvistaa heitä edelleenkin heitä ja vahvistaa tulevina vuosina yhteistä maatalouspolitiikkaa sellaisina aikoina, jolloin tuottajien pitäisi saada mukaan vihreän Green Dealiin. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustajan Damat, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä Ruoa Merkel, minä pohdin teitä, naista, joka on Euroopan johtaja ja jolla on nyt, aivan kuten Euroopan komission uudella puheenjohtajalla Ursula von Leinelle, mahdollisuus toimia. Kuitenkin me näemme näitä asioita toisin. Elvytysrahasto täytyy saada toimimaan hyvin nopeasti. Euroopan parlamentti ei tule hyväksymään minkäänlaista kompromissia, joka laskisi sen suuruutta komission aloitteeseen verrattuna. Tämä on minimitaso, jota Eurooppa tarvitsee. Te ette ole olemassa sitä varten. Tällä hetkellä Euro, Italia on suurissa ongelmissa, sen terveys kärsii ja me tarvitsemme syvällisiä toimia. Ja me puhumme myöskin eurooppa, kreikkalaisesta velistämme. Siellä on villiä yksityistämistä ja me emme salli sitä, että meillä on kiinalaisia, hollantilaisia, ranskalaisia ja muita ulkomaisia yrityksiä, jotka strategisesti puuttuvat toimiin. Minä ajattelen tässä kansalaisia heidän valtavia uhrauksiaan. Te haluatte kilpailukykyisemmän Euroopan. Teidän täytyy luoda toimivat markkinat kaikille. Me tarvitsemme yhteistä äh, yritysverotusta. Äh, me tarvitsemme myöskin tasa-arvoa naisten ja miesten välille. Äh, uusi vihreä kasvuohjelma. Sen suhteen teidän pitää lopettaa lobbien kuunteleminen ja myöskin teidän täytyy kiinnittää huomioon siihen, että tulevaisuuden vetu on vihreä eikä sinistä. Hyväksyttekö te nämä ehdot? Edustaja Giori, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisa liittokansleri, pyydän, että autatte Eurooppaa elpymään. Saksa voi tehdä tämän työn meidän kaikkien eteemme. Unkarin puheenjohtajakaudella haluttiin ajaa samanlaista iskulausetta. Silloin pieniä askeleita eteenpäin. Nyt toivon, että päästään enemmän eteenpäin. Meillä on yhteisiä tavoitteita, kuten kilpailukyvyn edistäminen Euroopassa. Ja yhteenkuuluvuus on tärkeää. Ilman sitä ei selvitä koronapandemiasta. Tarvitaan tasapainoinen reilu budjetti, kohesiopolitiikkaa, joka on osoittautunut menestyksekkääksi – menneisyydessä ja tarvitaan kilpailukykyä. Ymmärrätte varmasti itäisempien jäsenvaltioiden erityispiirteet. Voitte luottaa meihin ja tekin varmasti luotatte meihin ja me luotamme teihin. Meidän pitää taistella psykologista sodankäyntiä vastaan, jota lähdetään nämään joissain jäsenvaltioissa. Oikeusvaltion periaatteiden osalta pitäisi jättää huomiota ennakkokäsitykset, tasavertainen kohtelu – sen ansaitsee jokainen jäsenvaltio. Lisäksi Saksan pitää selvittää myös Brexit-tilanne. On hyväksyttävä, että yhdistynyt kuningaskunta haluaa jäädä EUn ulkopuolelle, mutta se on meille tärkeä kumppani edelleen. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Bonafi, yksi minuutti. Eh, kiitoksia puhemies. Eh, Saksan puheenjohtajuuskausi alkaa nyt eh, Euroopan historiallisen vaikealla hetkellä koronaviruksen vuoksi. Se on aiheuttanut valtavia sosiaalisia ja taloudellisia seuraamuksia Eurooppa tarvitsee nyt sellaisen vastauksen, joka on tämän haasteen tasolla. Siksi tuleva Euroopan neuvoston kokous on aivan ratkaisevassa roolissa, kun me pyrimme saamaan yksimielisyyden aikaan komission esityksen suhteen. Haluan puhua suoraan, me emme voi nyt palata taaksepäin, eikä meidän tule niin tehdä. Jos me haluamme rakentaa Eurooppaa, sitä täytyy tehdä, kuten te sanoitte, meidän täytyy rakentaa vakaa, solidaarinen Eurooppa. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon tämä prioriteeteissamme. Parlamentti on monen kertaan viime kuukausina antanut selkeän mielipiteensä ja parlamentti on myöskin ainut kansalaisten suoraan valitsema elin. Me emme voi hyväksyä sitä, että me emme tartu tähän haasteeseen. Kyseessä on eurooppalaisten tulevaisuus tuleva Euroopan neuvoston kokous ei ole päätöpiste, se on lähtöpiste. Me emme voi nyt enää odotella, luvut ovat aivan selviä. Eurooppalainen BKT laskee kuukausi kuukaudelta. Nyt on historiallinen hetki, jona tarvitsemme visiota ja rohkeutta. Hyvä, liittokansari, tämä parlamentti tulee olemaan teidän tukenanne. Haluaisin muistuttaa edustajia, että teidän täytyy kunnioittaa puheaikoa. Aikoja. Edustaja Beer, olkaa hyvä. Kiitos. Rouva liittokansleri, se joka nyt menettää, menettää, me tarvitsemme rohkeutta, vauhtia ja, mutta emme pysty kaikkia tekemään. Ei tehdä sitä virhettä, että uskoisimme, että rahalla saataisiin ja jollakin uudistuksella voitaisiin tehdä rahaa, ja, koska seuraava kriisi tulee iskemään meitä vielä, vielä voimakkaammin. Tämä koronapaketti on silloin vähän tulevaisuutta. Meidän täytyy vahvistaa Eurooppaa sisäänpäin uudistuksella, innovaatiolla, nykyaikaistamisbudjetilla, että saataisiin Euroopasta keksijöiden Eurooppa ja että saa saataisiin oikeusvaltion periaatetta mekanismi, joka kannattaa demokraattista unionia, jotta saataisiin myös uusi maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka eurooppalaisilla taidoilla, jotta saataisiin humanitaarinen Eurooppa ja voimakkaampia ulospäin, jotta saataisiin Euroopan unioni, jolla on vahvempi ääni ja näkymistä maailmassa ja että saataisiin myös tehokkaat instituutiot. Me tarvitsemme todellakin vahvaa geopoliittista unionia. Se ei saa olla hidas eikä se olla velkaantunut. Tätä kunnianhimoa ja meillä pitää löytyä. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Madison, yksi minuutti, olkaa hyvä. Austatud proua Merkel, ma kuulasin hoolikalt teie kõnet ja, ja ülevaadet Saksa meesistumisest ja te rõhutasite korduvalt. Äh, Kiitos, liittokansleri Merkel. Kuuntelin tarkkaan puhettanne, jossa painotitte yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta. Miten tämä tulisi nyt ymmärtää? Saksa on usein osoittanut, että solidaarisuus on selektiivistä. Jos ajatellaan vaikka kaasun hintaa ja sitä, tätetään huomiota kumppaneiden edut, kun ajatellaan energia-alaa Euroopan unionissa, miten voitte puhua solidaarisuudesta – kun tänä päivänä monet eurooppalaiset viljelijät saavat kaksi kolmannesta tuesta siksi, että Saksa vastustaa tätä viljelijöille maksettavaa tukea, koska he halutaan menettää osaa sisämarkkinoista. Mitä solidarisuus teille tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että Saksa hallinnoi muuttoliikettä rajoille. Ja jos ongelmasta tulee liian suuri, silloin asetetaan kiintiötä. En halua tällaista Eurooppaa. Edustaja Giegel, puolitoista minuuttia. Puhemies, rouva liittokansleri, saattaa olla yllätys, mutta haluan onnitella teitä. Onnittelen teitä siitä, että Saksan ja Ranskan ehdotuksella elvytyspaketiksi murritti kolme tabua Saksan eh, tähän Euroopan politiikkaan. Nämä kolme tabua ovat eh, solidaariset tuet, ja tästä, tätä kautta investointia, e, e, eikä pelkkää puhetta e, siirtounionista. Toisekseen kysymys yhteisestä velkaantumisesta, jota käytetään siihen, että suuria yhteisiä investointeja saadaan rahoitettua sen sijaan, että olisi loputtomia puhuita siitä, että eurobondeista ja lopuksi Euroopan, eurooppalaisen veron tukeminen. Mutta totta kai tämä on käänne, 180 asteen käänne verrattuna tuolloiseen politiikkaan eurokrisin aikana, mutta samanaikaisesti voidaan aavistaa, mitä tapahtuu. Kysymys onkin se, että että tämä sitoutuminen mer- tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän kuin yhden päivän ponnisteluja. Me tarvitsemme, että elvytysrahasto voisi olla kertakäyttöjuttu, mutta solidaarinen sen rahoituksen periaate, siitä täytyy saada kestävä poli- raho- talouspoliittinen periaate. Nyt jos yhden ainoan kerran sitten osoitetaan solidaarisuutta, niin silloin teidän 180 asteen käänteenne tulee muuttumaan periaate, pirueteksi pari vuoden päästä. Siksi onkin niin tärkeää, että Eurooppa kauppaa siitä äh, koronakriisin äh, aikana ei ajeta enemmän erilleen. Tämä jää nähtäväksi, Rova Puns, liittokansleri, miten tämän puheenjohtajakauden aikana te hoidatte kriisejä. Oletteko se hallinnoija vai arkkitehti Euroopassa? Nyt jos tästä elvytysrahastosta saadaan kestävä äh, kehittämisväline tässä unionissa, silloin Eurooppa tulee ottaamaan aimo askeleen eteenpäin investointienkin suhteen. Tähän tarvitaan te- teiltä selkeyttä ja teidän panostustanne. Paljon kiitoksia. Grazie, onorevole Geoking. Prego. Kiitoksia edustaja Geoking. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Es bestehen hohe Erwartungen an dieser Niin, odotukset ovat suuret Saksan puheenjohtajakauden alla. Se on aivan selvää ja sen osoittaa tämän päivän keskustelu. COVID-19 jättää varjonsa tähän puheenjohtajakauteen. COVID-19 vaatii yhteisiä toimia, se on selvää. Ja on esitetty ehdotuksia, joita pitäisi katsoa kompromissihengessä muiden maiden kanssa, jotta Eurooppa voi yhdessä edetä. Lisäksi Saksa puheenjohtajakaudellaan on puhunut sosiaalipolitiikasta. Olen oman puolueeni nimessä siitä mieltä, että takuu kysymykseen on lopulta puututtava. Tarvitaan sellainen lapsiraha, joka auttaa miljoonia lapsia pääsemään köyhyydestä, erityisesti COVID-19-kriisin aikana. Erityisesti meidän pitää ajatella ihmistä, koska ainoastaan vahvojen perheiden kautta voidaan saada aikaan vahva Eurooppa, jota tarvitaan nykymaailmassa. Ja tässä luotan täysin Saksan puheenjohtaja rakkauteen ja toivon teiltä tukea, että tässä vihdoin päästään eteenpäin. Ei vain juhlapuheita, vaan nyt todella puututaan lasten ja perheiden köyhyyteen. Kiitos. Onorevole Puigdemont, prego, un minuto. Eh, edustaja Puigdemont, yksi minuutti, olkaa hyvä. The problems. Puhemies, liittokansleri, nämä ongelmat, joita me kohtaamme, eivät ole vain taloudellisia. Tietenkin te tulette kohtaamaan vakavan kriisin ja meidän täytyy taistella köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta vastaan. Ne ovat äh, tulevaisuuden ähm, konfliktien siemeniä. Euroopan unionin täytyy tehdä töitä konfliktien ratkaisemiseksi. Mutta meillä on myöskin demokraattisia ongelmia. Talouskriisistä ylipääseminen eh, mm, niin, että joudumme eh, kansalaisoikeuskriisiin ja vapauskriisiin ei tule meitä pelastamaan. Meidän täytyy yhdistää työmme demokratian vahvistamiseen. Meidän täytyy vaatia että sellaiset maat, joissa tilanne on kyseenalainen, kuten Espanjassa, tekevät toimia oikeusvaltioperiaatteen eteen ja meidän täytyy todeta, että toisen ajattelijan vangitseminen on äh, moraalinen kysymys, jossa Euroopan unioni ei saa olla enää hiljaa. Kiitoksia edustaja Monserra. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. El dolor de la pérdida de miles de ciudadanos. Kiitoksia puhemies. Espanjassa me kärsimme, sillä olemme menettäneet tuhansia kansalaisiamme ja olemme hyvin vakavan sosiaalisen ja taloudellisen kriisin kourussa. Tämä kriisi on osoittanut, että meidän täytyy vahvistaa Espanjaa ja Eurooppaa. Me tarvitsemme vahvoja johtajia Eurooppaan edustaja, eh, puheenjohtaja von der Leyen ja liittokansleri Merkel tarjoavat miljoonille eurooppalaisille toivoa elvytyspakettinsa myötä. Mielestämme tämä on hyvin tervetullutta ja me toivomme, että neuvosto hyväksyy paketin ja että saamme myöskin budjetin hyväksyttyä, jotta voisimme puhaltaa uutta voimaa talouteemme. Me tarvitsemme eurooppalaista solidaarisuutta ja se täytyy yhdistää kansallisiin kunnianhimoisiin uudistuksiin, jotta voisimme vahvistaa sen, varmistaa sen, että Euroopasta tulee vahvempi Ähm, vakaampi digitaalinen talous ilman, ettei tasa-arvoa ja vapauksia rajoiteta. Muuten me häviämme populisteille. Tulevat kuusi kuukautta tulevat olevan ratkaisevan tärkeät. EPP tulee tukemaan teitä. Edustaja Ertug, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, komission puheenjohtaja, liittokansleri. Tervetuloa tänne Euroopan demokratian kotiin. Mukavaa nähdä teidät täällä. Teidän ohjelmassanne puhutaan paljon digitalisaatiosta ja ilmastonsuojelusta. Totta kai ilman teknologiaa ei ole Green Dealia. No, tämä muutos sisältää paljon mahdollisuuksia ja meidän täytyy tarttua niihin. Saksan ja Ranskan aloite on voi todellakin antaa meille mahdollisuuden murtaa olikopoliset tendenssit maailmassa. Meidän tavoitteemme täytyy olla, että, että me johdamme teknologian alalla erityisesti vetyteknologiassa ja myös paristo- ja akustoteknologiassa. Vetystrategia, jota on esittely, jonka von der Leyen esitteli, paljon kiitoksia, 10 miljardia euroa on 10, 10, 10 vuodelle kaavalta, mutta myös patterit ja akut ja paristot ovat myös yksi mahdollisuus. Paljon kiitoksia, tämä on teidän lapsenne, mutta tässäkin minun mielestäni on suuria mahdollisuuksia, että täytyy käyttää. jo 50 miljardia euroa pitäisi sitten tämän ja 5 miljoonaa uutta työpaikkaa paristoteollisuutta ja akustoteollisuuteen. Ja Euroopan teollisuus on jo 100 miljardia euroa investoitu, investoin, ilmoittanut tällaista investoinneista. Euroopan komissio tekee ehdotuksia tästä ja liittokansleri Junckeri Saksan puheenjohtajakadulla on nyt mahdollisuus tukea tätä tänään 30 vuotta sitten. Saksa oli jalkapallon maailmanmestari. Tässä hengessä paljon onnea. Kiitoksia edustaja Müller. Yksi minuutti. Arvoisa liittokansleri Renew Europein maatalousasiantuntijana. Pyydän teiltä tukea maatalouspolitiikalle. Covid-kriisin aikana eurooppalaiset maanviljelijät ovat tuottaneet laadukkaita, turvallisia, kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja huolehtineet siitä, että kansalaisilla on jatkuvasti ruokaa. Siitä voimme kiittää eurooppalaista maatalousmallia. Suuret ja pienet tilat, perhetilat, osuuskunnittain hoidettavat luomu- ja perinteiset tilat tekevät työtä yhteisen maatalouspolitiikan katon alla. Tulevaisuudessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi YMP, jonka kautta halutaan tukea avoimuutta. Maksut kiinnitetään sellaisiin tavoitteisiin kuin ympäristö, ilmasto ja eläinten hyvinvointi. Arvoisa liittokansleri, me tarvitsemme teitä meidän puolellamme. Pyydän, että tuette vapaita sisämarkkinoita, pyydän, että tuette vankkaa maatalousbudjettia, huolehditte tasavertaisista toimintamahdollisuuksista globaalissa kilpailussa ja oikeusvarmuudesta viljelijöiden osalta. Vankan toimiman maatalouspolitiikan kautta voimme myös tulevissa kriiseissä selvitä. Kiitos. Grazie, onorevole Kofod. Kiitoksia, edustaja Kofod. Yksi minuutti. Tak, kansler Merkel, for at lægge prioriteterne for det tyske formands... Kiitoksia, liittokansleri Merkel, tästä Saksan puheenjohtajakauden prioriteettien edustamisesta. Ja erityisesti nämä prioriteetit, jotka koskevat muun muassa ulkopolitiikkaa, kun te Rova Merkel, hoiditte kriisejä muuta vuosi sitten, että osoititte, että me selviydymme siitä, me pystymme tähän. Ja, ja kuitenkin oli kysymys miljoonasta ihmistä, joka halusi Euroopan, Afrikasta ja Lähi-idästä. E, teidän politiikkanne ja teidän maahanmuuttopolitiikkanne ei ole on, ratkaisu, vaan ongelma. Te minusta meidän pitäisi rajoittaa tätä maahanmuuttajan virtaa. Euroopan ei pitäisi olla paikka islamisteille ja muille ihmisille, jotka sanovat haluavansa vapautta, mutta tulevat kuitenkin heikentämään meidän vapauttamme meidän yhteiskunnassamme. Kansleri Merkel, teidän maahanmuuttopolitiikkanne on johtunut aikamoisiin ongelmiin Euroopan mantereilla. Minä teen kaikkeni, jotta voisin rajoittaa sitä vahinkoa, joka teidän politiikkanne on saanut aikaan. Thank you. For one minute, Mr. Kiitoksia. Edustaja Krasnodowski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Bardzo, pani przewodnicząca, pani... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Rouva Merkel, rouva von der Leyen, olen sitä mieltä, että pandemia saattaa johtaa suurempiin vääristymiin jäsenmaiden välillä on vaarana, että vahvat vahvistuvat ja heikot heikkenevät entuudestaan. Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei näin käy, mutta jos tarkastelette uutta vihreää ohjelmaa, sen lähestymistapa tähän rajattomaan taantumeaan on melkoisen riski altissa taloudellisista geopoliittisista syistä eräät jäsenmaat eivät tule onnistumaan äh, tavoitteiden tavoittamisessa vahingoittamatta omaa tilannettaan. Nyt äh, tilanne riippuu Saksasta. Puheenjohtajamaana me odotamme realistista ja äh, kantoja, realistisia tavoitteita ja tietoja siitä, kuinka aiotte niihin päästä. Kiitoksia Edustaja Liski, yksi minuutti. Najbliższy czas jest czasem wielkich. Kiitos. Liittokansleri Merkel, näinä aikoina kohtaamme uusia haasteita. Puhumme taloudesta, elpymisrahastosta, miljardeista, joiden pitäisi auttaa meitä tästä kriisistä eteenpäin. On puhuttu jopa toisesta Marshallin suunnitelmasta Euroopassa, mutta demokratiastakin on keskusteltava. Tarvitsemme demokratian Marshall-avun kun ajatellaan perusperiaatteita, perusarvojamme, jotka ovat tärkeitä yhteisessä hankkeessa. Solidaarisuus olisi kai tässä keskeisin sana. Solidaarisuuden kautta huolehditaan turvallisuudesta. Jokainen lapsi Puolassa tarkoittaa ymmärtää, että solidaarisuutta ei ole ilman vapautta ja vapautta ilman solidaarisuutta. Yksi kaikkien kaikki yhden puolesta. Tämä on yhteinen hankkeemme. Meidän täytyy selvitä tästä kriisistä solidaarisena yhdessä. Andrew for one minute. Kiitoksia edustaja Andriu. Yksi minuutti, olkaa hyvä. rouva liittokansleri. Äh, Saksa tulee kantamaan valtava vastuu puheenjohtaja maana. Nyt enemmän kuin koskaan Euroopan pitäisi tukea jäsenmaita ja kansalaisiaan ja tarjota konkreettista hyödyllistä apua. Hyödyllistä nyt ja hyödyllistä tulevaisuudessa. Ja tästä syystä teidän täytyy onnistua uuden vihreän ohjelman ensimmäisessä vaiheessa. Erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa. Sen täytyy ottaa huomioon myöskin nämä mullistukset, jotka ovat ilmastollisia, taloudellisia ja sosiaalisia. Ne ovat myöskin budjettiin liittyviä, kun tiedätte, ja teillä on nyt velvollisuus onnistua. Eurooppa tarvitsee omia varoja, jotta se voisi rahoittaa ohjelmiaan ja saada toimivan monivuotoisen rahoituskehyksen. Meidän täytyy verottaa erityisesti digitaalisen alan monikansallisia yrityksiä ja e, miljardöörejä ja monimiljardöörejä. Ja meidän täytyy myöskin päättää verokilpailu ja luoda ympäristöllistä verotusta. Ja meidän täytyy myöskin e, puolustaa oikeusvaltioperiaatetta ja vastustaa korruption ja veronkierron tyyppisiä toimia. Meillä ei ole nyt aikaa, aikaa odotella, meidän täytyy toimia heti. No. Edustaja Gergiano, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thanks. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Rova von der Leyen. Rova Merkel, että olitte täällä. Ymmärrän, että, että että jos halut, halutaan tämä elvytyssuunnitelma, niin se olisi valtava onnistuminen varmastikin ja silloin te pääsisitte tällaiseen rahoitusintegraatioon, jota ei monikaan olisi odottanut näkevänsä, mutta pahoillani sanoissanne, että tällainen saavutus ei riitä. Kuten te olette sanonut moneen kertaan, me tarvitsemme takaisinmaksuohjelmaa ja millä tavalla velat maksataan takaisin. Ellei me sitä tee sitä, niin sitä siirretään vain vuosilla eteenpäin. 505 jäsentä tässä parlamentissa on ehdottanut ratkaisua, että sopimus, jonka te te, että se sisältää omat paketin omista varoista, joka varmistaa Euroopan taloudellisen tulevaisuuden. Se on poliittisesti kestävä ja, ja niin se, siinä tota, myös kaikki osallistuvat siihen, mitä minne ne täytyy. Rouva kansleri, älkää kun tätä pois. Että asettakaa tavoitteeksi ne puheenjohtajakaudelle, että, että Eurooppaan jää omien varojen järjestelmä, joka tekee rahoituksesta kestävän ja myös taloudesta kukoistavan. Kiitos. Thank you for one minute, Madam Bizzotto. Paljon kiitoksia. Edustaja Bizzotto, yksi minuutti. Tervetuloa kansleri Merkel. Te olette nyt tämän Euroopan johtaja, jota leimaa Saksan, leimaavat Saksan intressit. Tänä vuonna ähm, te olette ähm, arvostelleet Italiaa, ähm, ajaneet nukkuuspolitiikkaa, ja te toivotte, että ihmiset äh, tottelevat teitä ja te haluaisitte, että Italia joutuu Brysselin vahvistetun valvonnan alle. Kansleri Merkel, kuinka te voitte uhrata Italian demokratiaa, riippumattomuutta, itsemääräämisoikeutta. Me emme halua sanelua Brysselistä. Euro- italialaiset haluavat nämä sadat miljoonat eurot, joita me olemme Euroopalle lahjoittaneet. Me haluamme nämä rahat takaisin, sillä meidän täytyy suojella miljoonia italialaisia ja italialaisia yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksesta. Italiassa määräävät italialan kansalaiset, eivät saksalaiset. Meidän vapautemme ei ole kaupan ei nyt eikä koskaan. Edustaja Epping, yksi minuutti. Arvoisa liittokansleri, elpymisrahasta voidaan pitää poliittisena perintönä. Teillä aikaisemmin oli energiakänni ja hyvin Schaffendas, me selviämme tästä. Minulla on sellainen käsitys, että toisesta hankkeesta – on nyt luovuttu. Säästelijät niukka nelikkoivat yksin. Nyt puhutaan vain suurista summista, mutta mihin tätä rahaa käytetään? Vielä ei ole mitään konkreettisia suunnitelmia, ainoastaan symbolipolitiikkaa. Edo Visko, Italian keskuspankin johtaja, sanoi, että Italia ei tarvitse rahaa, vaan uudistuksia. Espanjassa halutaan ottaa käyttöön perustulo. Samanaikaisesti köyhyys Saksassa ja Alankomaissa lisääntyy. Te haluatte sitten nyt muuttaa euroalueen tällaisten taloussiirtojen, tulonsiirtojen alueeksi. Tästä tulee ikään kuin Babelin torni. Ei voida puhua ainoastaan moraalisista kysymyksistä, kun puhutaan velasta, koska silloin realiteetit unohtuvat ja silloin tilanne heikkenee entisestään. Kiitos. Mr. Rangel, for one minute. Edustaja Rangel, yksi minuutti. Thank you, sir. Kiitos puhemies rouva liittokansleri Merkel. Äh, puhun eurooppalaisena, edustan eurooppalaisia, olen portugalilainen ja EPPn jäsen ja olen SDn jäsen. Minä äh, esitän, että teillä on meidän tukemme tätä strategiaa silmällä pitää, jota esittelitte tänään. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä teille. Ensinnäkin ensimmäinen koskee Euroopan demokratiaa. Olemme puhuneet koko lailla oikeusvaltioperiaatteista jäsenvaltioissa. Me tarvitsemme demokratiaan elvytyssuunnitelmaan ennen kaikkea. Mutta äh, se, siinä saadaan paljon rahoitusta ja rahankäyttöä Euroopassa. Ja sitäkin tärkeämpää on, että Euroopan parlamentti on mukana tässä prosessissa, äh, kun tätä rahastoa pyöritetään. Sitten Euroopan tulevaisuuden konferenssi. Meillä pitäisi olla maksimaalinen kansalaisten osallistuminen siinä. Ja aprikoinpa vaan, että josko meidän pitäisi olla avoin sille mahdollisuudelle, että äh, tehdään perussopimusmuutoksia, jos se katsotaan tarpeelliseksi äh, Euroopan tulevaisuutta varten. Edustaja Piri, yksi minuutti, olkaa hyvä. Chancellor Merkel. Kiitoksia kansari Merkel. että olette osoittaneet olevanne todellinen eurooppalainen johtaja monien kriisien yhteydessä. Nyt jälleen kerran kansalaisten odotukset ovat korkealla. Meidän täytyy tarjota todellisia ratkaisuja sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin, mutta meidän täytyy myöskin olla reiluja ja kunnioittaa perusarvojamme. Minun perheeni tulee rautaisiripun takaa ja siksi jaan teidän uskonne yhtenäiseen demokraattiseen Eurooppaan. Te olette itse kokenut, minkälaista on elää diktatuurissa. Joten rouva Merkel, olkaa rohkea, kun puhutte oikeusvaltioperiaatetta puolustaen. Puhukaa suoraan, kun Viktor Orban uhkaa vapaiden yhteiskuntien perus jalkaa. Ja ensi viikolla Euroopan neuvoston kokouksessa ottakaa oikeusvaltioperiaateehdollisuus mukaan tulevien seitsemän vuoden budjettikysymyksiin. Tämä on asia, jota meillä ei ole varaa jättää sivuun. Kiitoksia. Edustaja Soiva, yksi minuutti. Thank you. Madam Chancellor. Kiitos. Kiitos. Liittokansleri, kun meillä on edessä globaaleja haasteita Putinin tai Erdoganin kanssa, niin te osoititte johtajuutta taloutta ja ajoitte yhtenäistä Eurooppaa. Mutta johtajuudestaan olen edellytän sitä, että löydätte käytännön ratkaisuja autoihin, ongelmiin. Päästään sanoista tekoihin. Nyt näitä taitoja tarvitaan enemmän kuin koskaan täällä Euroopassa Brysselissä. Niitä tarvitaan pitkän aikavälin budjetin osalta, että saadaan taloudet jälleen liikkeelle. Te pyysitte meitä välittäjän rooliin ja minä haluaisin pyytää teitä sovittelemaan reilusti osapuolten kesken täällä Brysselissä. Toivon, että teette työtä, ette ainoastaan Saksan ja Ranskan välisen sopimuksen puolesta, vaan että saadaan ratkaisu, joka toimii idässä, lännessä, pohjoisessa, etelässä, Berliinissä, Pariisissa ja Prahassa. Kompromissi voisi yhdistää meitä. Uskon, että Saksa voi löytää tämän tasapainon. Me tarvitsemme eurooppalaista konsensusta, ja ainoastaan Saksan ääntä. Kiitos. Madam Barley for one minute. Edustaja Barley, yksi minuutti. Euroopan liittokansleri ja sitten valtiosihteeri Ruut, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Olen iloinen tästä puheenjohtajakaudessa. Meillä on, minulla on yhtä suuret odotukset kuin muillakin, mutta Saksan liittohallitus tuntuu olevan valmis. Uskon, että Saksan ja Ranskan aloite oli oikein hyvä myös, ja se toimii Euroopan hengessä. On puhuttu innokkuudesta ja intohimosta. Että tiedätte, minua, että kuinka intohimoinen minä olen, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen osalta. Ja ilokseni te puhuitte heti alussa perusoikeuksista. Minä vetoan tietenkin sen puolesta, että saadaan, lähtetään tuumasta toimeen. Me tarvitsemme oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa, riippumatonta oikeuslaitosta, vapaata lehdistöä koko Euroopassa. Me tarvitsemme sanktiomekanismia, joka myös puree ja pyydänkin siksi, että, että älkää pelät pelästykö niitä, jotka sitten, ö, sitten haluavat kääntää pyörään. Me tarvitsemme tehokkaita mekanismeja, koska ei ole kysymys pelkästään siitä, että tämä hallitus ja nämä hallitukset saavat, näyttävät tien, mutta on kysymys siitä, että muidenkin maiden kansalaiset näkevät, että, että me olemme demokratian puolella. Kiitos. Thank you. One minute, Madam Chair. Kiitoksia. Edustaja Tse, yksi minuutti. Chancellor Merkel, the Hungarian... Kansleri Merkel, Unkarin oikeusvaltiokriisi on nyt kriittisessä vaiheessa. Noin kuukausi sitten erässä minun oppositioryhmän edustaja pedetettiin, sillä hän oli Facebookissa kritisoinut Orbania. Ja Fides-hallinto puuttuu tapahtumiin maassa. Korruptio ja erilaiset toimet ovat karanneet käsistä. Rouva Merkel, tämä on ollut vahva vuosikymmen, mutta Eurooppa on viivytellyt asiassa. Voimme sanoa, ettei neuvosto voi tehdä yhtään mitään, mutta tämä ei ole totta. Suora rahoitus kansalaisyhteiskunnan edustajille, ähm, kansalaisjärjestöille, jotka äh, käyttävät näitä varoja suoraan on mahdollinen sen sijaan, että ohjaamme varat äh, totalitaariselle hallinnolle. Voitteko te tukea tätä hyvä kansri Merkel. Se, että me emme tee mitään, on myöskin valinta, ja se on valinta, joka uhkaa Euroopan unionin vakautta, ja se on jälleen kerran naula Unkarin demokratian arkkuun. Seuraavaksi edustaja Fritson, yksi minuutti. Fri talman och fri förbunds... Arvoisa puhemies, arvoisa liittokansleri. Pidän tervetuloa hyvin kunnianhimoista ohjelmaan ja tuo iskulause yhdessä Eurooppa elpymään on hyvä. Yhtenäisesti, solidaarisesti ja päättäväisenä meidän on edettävä. Tarvitsemme kunnianhimoisen pragmaattisen elpymissuunnitelman. Meidän pitää yhdessä kantaa vastuuta uuden talouden rakentamisesta. Vihreä muutos, sosiaaliset oikeudet – ja tasavertaisuus rakentavat kestävää Eurooppaa. Meidän taisteltava lasten köyhyyttä vastaan, työttömyyttä vastaan. Tyttöjen ja naisten asema on nähtävä keskeisenä. Valitettavasti väkivalta on lisääntynyt. Ja olisi hyvä, että voisimme yhdessä saada mahdollisuuden nyt tehdä Euroopasta oikeudenmukaisempi, kestävämpi ja tasavertaisempi alue – Tämä on velvollisuutemme, kun ajattelemme lapsiamme ja lapsiamme. Kiitos. Thank you. One minute, Madam Kiitoksia. Edustaja Valtmans, yksi minuutti. Sir. I'm not sure if... Liittokansleri, en tiedä, että saammeko tämän sanoa, kun puhutaan Me liikkeestä mutta te olitte ainoita politiikkoja, joilla oli rohkeutta päätöksiin te osoititte rohkeutta silloin, kun te päätte auttaa ja teidän oma valtiovarainministeriäkin oli tässä esillä. Te olitte, äh, tämä koskee erityisesti maahanmuuttokriisiä. Te osoititte rohkeutta, vaikka teidän oma julkinen mielipiteenne oli teitä vastaan. Ja edelleenkin tämän kriisin aikana me todellakin luotamme teidän johtajuuteenne, että viedään Eurooppaa eteenpäin. Komission ehdotus innosti äh, kaikki ne päätöslauselminen ja Ranska Saksa ja Ranskan aloitteen oikea tapa edetä Lopuksi haluaisin rohkaista teitä ottamaan, tekemään yhden vielä tärkeän päätöksen. Lähdetään uuteen strategiaan Kiinan kanssa. Kiina rikkoo ihmisoikeuksia Hongkongissa, se täytyy ottaa esille. Me puolustamme ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, ja se täytyy koskea myös Saksaa, eikä Kiinaa. Me luotamme teihin ja olemme teidän rinnallanne. Thank you, Mr. Bullman. Kiitoksia edustaja Bulman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Bundeskanzlerin. Arvoisa liittokansleri, keskustelu osoittaa, miten paljon tuiveita meillä on Saksan puheenjohtajakauden osalta. Aivan oikein on lähdetty liikkeelle. Ensimmäiset merkit viime viikolta ja kuukausilta osoittavat, että voimme selvitä tästä yhdessä – Sosiaalidemokraatit Saksassa ovat aina vaatineet sitä, että solidaarisuutta tarvitaan ja uudistumista. Monet vanhat asiat on jätetty ja on käännetty katse tulevaisuuteen eikä muisteltu vanhoja keinoja, jotka eivät toimi. Mutta sosiaalista ja ympäristöllistä uudistusta tarvitaan uusiutuvassa maailmassamme – New Yorkissa on kerätty tietoja näinä päivinä siitä, miten paljon koronaviruksesta kärsimme. Me tarvitsemme uudistuksia ja näin voimme selvitä tehtävästämme myös maailmassa. Oikeusvaltio keskustelu vielä. Kun pohjoismaisten ystävien kanssa puhutaan, nähdään miten paljon – varaumia on herra Orbanin ja muiden väärinkäytösten osalta. Oligarkkien pussiin ei tätä rahaa saa laittaa. Annetaan nämä rahat pk-yrityksille tai pormestareille, jotka tietävät, miten kunnon työtä tehdään. Kiitos. Madame Keller for... Edustaja Keller, yksi minuutti, olkaa hyvä. La chancelière. Rouva kansleri, 15. toukokuuta hyvin suurella enemmistöllä Euroopan parlamentti hyväksyi ja päätöslauselman koskevan vahvaa elvytyspakettia. Ja 18. päivä toukokuuta Emmanuel Macronin kanssa te julkaisitte elvytyspakettiluonnoksen, johon Unsura von der Leyen yhtyi vahvasti myöhemmin. Hyvä kansleri, tämän ohjelman toteuttaminen sen nopeus on ratkaisevan tärkeää. Meillä on ähm, kymmenen päivän päästä mahdollisuus tehdä päätöksiä, jotka auttavat kansalaisia pääsemään kriisistä yli. Puolustatteko te Luis Gerikon äsken mainitsemia uusia omia varoja ja mitä tulee maahanmuuttokriisiin, oletteko te valmis sitoutumaan poliittisesti turvapaikan haku paketin uudistamiseen. Hyvä kansleri, äh, hyvä Angela Merkel. Onnea menestystä teidän puheenjohtajakaudellenne. Grazie. Eh. Kiitoksia. Äh, varapuhemies Sefcovic, olkaa hyvä komission puolesta. Mr. President. Kiitos paljon Arvoisa liittokansleri Merkel, arvoisat jäsenet, ensin haluaisin kiittää todella dynaamisesta eurooppalaisesta keskustelusta. Kiitos teille liittokansleri aidosta eurooppalaisesta johtajuudestanne. Nyt minusta tuntuu, että sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin Euroopan historiassa. Minusta tuntuu, että teidän päättäväisyytenne Saksan ja Ranskan aloitteessa avasi mahdollisuuksia Euroopan komissiolle – esitellä teille kaikille ennen näkemätön ehdotus, jossa katsotaan, miten voidaan parhaalla tavalla yhdistellä tulevien seitsemän vuoden budjetti Next Generation EU-välineeseen. En lähde nyt yksityiskohtiin, koska minusta tuntuu, että seuraava keskustelu keskittyy kovasti tähän, niin voimme keskustella siitä myös neuvoston puheenjohtaja Michelin kanssa. Joten lähtisin vähän toiseen suuntaan, ajatellen muita asioita, jotka ovat tärkeitä Saksan puheenjohtajakaudella. Liittokansleri, arvostan tiukkaa puhettanne eurooppalaisista arvoista, sitä miten tärkeä solidaarisuus on, miten tärkeää on painottaa sitä, että perusoikeudet ovat tärkeitä. Joskus faktat unohtuvat, kun käytään kiihkeitä keskusteluita neuvostossa myös. Kohesio on tärkeää, kun ajatellaan tulevaisuuteen investoimista ja menestyksekkäitä hankkeita jäsenvaltioissa. Ne vahvistavat Euroopan taloutta ja huolehdittivat sietokyvystä tulevaisuudessa. Tätä tarvitaan. Varmasti tunsitte täällä Euroopan parlamentissa, miten teidän puheenne siitä, että taistellaan vihapuhetta vastaan ja huolehditaan oikeusvaltion periaatteista, on tärkeä viesti kuulla täällä parlamentissa – me olemme molemmat eläneet suuren osan elämämme järjestelmässä, jossa todella kaipasimme vapautta, mahdollisuutta matkustaa kautta Euroopan. Ja siksi meille tämä asia on ehkä vähän toisenlainen, kun puhumme siitä, miten tärkeä demokratia on. Se, se miten tärkeitä vapaudet ovat, tai miten tärkeää on, että Schengen-järjestelmä palautetaan entiselleen, koska tiedämme, minkälaista oli, kun näitä Schengenin mahdollisuuksia ei ollut. Mitä tahansa ensi viikolla sitten tapahtuukaan. Olemme tietenkin kaikki hyvin toiveikkaita, että historiallinen sopimus saadaan aikaiseksi Euroopan unionin eteen. Tämä puheenjohtajakauten on tärkeällä hetkellä nyt Euroopan osalta. Jos Euroopan neuvostossa saadaan sopu, niin sitten varsinainen työ alkaa. Ja meillä on edessämme teidän kanssanne – todella tiukka kausi lainsäädäntötyötä, jotta voidaan huolehtia siitä, että nämä investoinnit todella voidaan saada uutta puhtia Euroopan talouksiin vihreämmin, puhtaammin, digitaalisemmin ja paremman kantokyvyn kautta. Ja hyvälle ystävälle Ismail Ertugille sanoisin, että hakukysymykset ovat tässä hyvin tärkeinä esillä myös. Lopuksi haluaisin oikeastaan vain kiittää teitä kaikkia. Tämä oli tärkeä keskustelu. Kiitos teille liittokansleri hyvin kunnianhimoisesta kuuden kuukauden ohjelmasta. Tiedän, että tämä, tämä jouduttiin sopeuttamaan COVID-kriisin realiteettien takia. Mutta uskon, että tänään ja ensi viikolla tehdään hyvin tärkeää työtä joka mahdollistaa uuden sopimuksen ja uuden luvun Euroopan historiassa, Euroopan integraatiossa. Kiitos oikein paljon puhemies. Kiitoksia varapuheenjohtaja Sefcovic. Seuraavaksi annan äh, liittokansleri Merkelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, ich will nur kurz... Äh, no, aivan lyhyesti muutama sana lopuksi. Kiitän kaikkia kaikista puheenvuoroista. Ja tässä toisellakin kierroksella on, on tullut esille kysymyksiä, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen. Tähän me ryhdymme Saksan kaudella ja me otamme myös tämän esille neuvostosta silloin, kun puhutaan Viktor Orbanista ja silloin, kun meillä on mielipideeroja siitä, mitä Unkarissa tapahtuu. Minusta erittäin Tämä on tämä ehdottoman legitiimi parlamentin intressi, mutta myös Euroopan neuvoston intressi, että rahat menevät sinne, missä, mihin niiden on tarkoitus mennäkin, eli paikan päällä. Ja sitä täytyy valvoa ja pitää sitä tärkeänä. Voidaan rauhoittaa niitä, että, että, että me teemme vain Saksan ja Ranskan ehdotuksia. Meillä on kuitenkin 27 jäsenvaltiota ja siitä huolimatta on niin, että silloin kun Saksa ja Ranska ovat, ovat eri kannoilla, niin ei sekään mene sillä tavalla kovasti eteenpäin. Jotakin voidaan tehdä, mutta ei koskaan sillä tavalla, että Saksa ja Ranskan ehdotus olisi Euroopan ehdotus vaan äh, tätä täytyy työstää ja ensi viikolla tässä, tähän myös panostetaan. Olen iloinen siitä, että myös maatalous tuli esille täällä puheenvuorossa äh, on totta kai niin, että meillä on erilaisia käsityksiä siitä, kun, äh, kun puhutaan ykkös- ja kakkospilarista silloin, kun, jos, jos mä haluan olla ekologinen manner, niin meillä täytyy olla myös ekologinen elintarviketuotanto ja, ja, ja meillä täytyy olla omaa elintarviketuotantoa ja, ja meidän täytyy tunnustaa tuo, maataloustuottajien työ ja pitää kiinni siitä, että eläinten hyvinvointi myös äh, pidetään, että siitä pidetään myös kiinni. Meidän täytyy myös taloudelliset ja ma- markkinatalouden reunaerot saada valmiiksi e, jotta sitten tätä talous taloutta voidaan pyörittää. Oli hyvä, että teknologiastakin puhuttiin tietenkin me voimme tietenkin, me, me voimme te, tietenkin velkaantua ja elvyttää, mutta meidän täytyy myös sitoutua takaisinmaksuihin. Eh, ja ah, sitten mietitään, että odotetaanko sitten takaisinmaksua eh, siihen asti, kunnes eh, että nämä tulevat seitsemän vuotta alkaa, niin sitä täytyy miettiä, koska jatkuva velkaantuminen ei voi olla se Euroopan vastaus kansainväliseen kilpailuun globaaliin kilpailuun. Sitten yhtäältä meidän täytyy panostaa uusiin teknologioihin ja ehkä MVFF se voi siinä auttaa. Äh, tietenkin siinä on vaara, että jos meillä on toisaalta rakenneuudistuksia, äh, äh, mutta sitten innovointisia tehtäviä toisaalta, mutta me, me kannatamme innovatiivisen teknologian kehittämistä. On hyvä, että komissio on hyväksynyt oman strategiansa. Meillä on Saksassa ja niin kuin monessa muussakin maassa on tehty samantyyppisiä. On hyvä, että tämä Eurooppa, Euroopan ohjelmilla on strategisia tavoitteita, paristotuotanto, sama koskee myös kvanttiteknologiaa ja siinä täytyy tehdä jotakin. Ja haluaisin sanoa niille, jotka sanovat, että, että haluammeko uudistaa Eurooppaa. Totta kai meidän täytyy uudistaa Eurooppaa joka päivä. Se, jos me jäämme paikallemme, niin me, me jäämme jälkeen. Ja kun totta kai meillä on maakohtaisia suosituksia, se on, ei, eihän se, Saksaakin on kritisoitu, meidän täytyy investoida tulevaisuuteen, meidän täytyy parantaa omaa tilannettamme ja tähän voidaan käyttää myös tätä elvytysrahastoa. Tämä oli, tämä ei, ei varmastikin ole nyt viimeinen tapaaminen, mutta, mutta toivotan teille, meille kaikille hyvää yhteistyötä. Grazie, grazie alla president. Äh, kiitoksia, kiitoksia kansleri Merkel. Me keskeytämme istuntomme hetkeksi ja jatkamme sitä sitten seuraavalla esityslistalla olevalla asialla. Pronto, eccoci. E cari... Hyvät kollegat, jatkamme istuntoamme ennen kuin me jatkamme seuraavaan keskusteluun, haluaisin ilmoittaa, että ensimmäinen äänestyskierros alkaa kello 16.30. Sen esityslistan mukaisesti, joka on hyväksytty tänään. Tämä ensimmäinen äänestys äänestysrupeama, joka alkaa 16.30, päättyy 17.45 ja me käytämme samaa metodia kuin aikaisemmilla kerroilla. Me äänestämme myöskin Elga Bergerin nimettämisestä tintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Tämä äänestys tapahtuu salaisella lippuäänestyksellä. jäsenet voivat äänestää, mutta se, että he allekirjoittavat, äh, tarkoittaa vain vahvistusta sille, että he ovat allekirjoittaneet äh, ja äänensä käyttäneet. Ja julistan nyt äh, ensimmäisen äänestyskirjoksen avatuksi. Teillä on äh, kello 17.45 aikaa äänestää ja tulokset julkistetaan kello 20. Ja seuraavaksi siirrymme seuraavaan keskusteluun esityslistallamme. Kyseessä on yhteiskeskustelu koskien Euroopan neuvoston kokouksia 19. kesäkuuta ja 17. ja 18. heinäkuuta 2020. Tervitin Euroopan neuvoston puheenjohtajaa Michelia ja annan hänelle heti puheenvuoron hänen alkupuheenvuoroon varten. Olkaa hyvä puheenjohtaja. Monsieur le, monsieur le président. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta puhua parlamentissa. COVID-19 on osoittanut, että me voi aina kontrolloida sitä, mitä meille tapahtuu, mutta me voimme sitä vastoin kontrolloida omaa tapaamme vastata haasteisiin. Emme saa unohtaa, että pandemia ei ole vielä kadonnut. Se on keskuudessamme nytkin, kun puhumme. Ja tälläkin hetkellä se tuhoaa ihmiselämiä yrityksiä ja työpaikkoja. Yksi tilastotieto osoittaa, kuinka dramaattinen tilanne on. On arvattu, että Euroopan unioni tulee vuonna 2020 2021 menettämään yli 1,5 triljoonaa euroa COVID-19 vuoksi. Tämä on todellakin synkkä kuva. Kuten tiedätte, Euroopan neuvosto on pyytänyt komissiolta nopeaa kunnianhimoista elvytyspakettia joka ottaisi huomioon ne haasteet, joita me kohtaamme. Kesäkuussa johtajat äh, kävivät ensimmäisen keskustelun komission ehdotuksesta. Sanon hetken päästä enemmän tähän liittyen, mutta tuolloin korostettiin sitä, että eräät elementit komission ehdotuksissa eivät kerta kaikkiaan olleet hyväksyttävissä monien jäsenmaiden mielestä. Tästä syystä meidän kokouksemme jälkeen minä aloitin kahdenvälisiä keskusteluja kaikkien valtionpäämiesten kanssa ja tämän jälkeen 17 äh, ja 18 päivä kesäkuuta meillä tulee olemaan ensimmäinen perinteinen kokouksemme. Tähän liittyy kaksi kysymystä. Ensinnäkin kesäkuun neuvoston kokouksen loppupäätämät ja toisekseen se, että haluan jakaa omat odotukseni tämän tulevan Eurooppa-neuvoston kokouksen vuoksi. Tämän lisäksi haluaisin lähettää vahvan vetomuksen jäsenmaille, jotta ne tekisivät yhteistyötä keskenään ja Euroopan parlamentin kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jos haluamme saada tämän onnistumaan. Viimeisin videokonferenssimme kesäkuun 19. päivä oli ensimmäinen kerta, kun Euroopan unionin johtajat keskustelivat yhdessä komission MFF ähm, ja ehdotuksista tämä huippukokous oli tarpeellinen askel, jotta voisimme valmistautua niihin äm, päätöksiin, joita meidän täytyy tehdä. Se yhdisti ikään kuin valmisteluvaiheen tähän käsillä olevaan neuvotteluvaiheeseen. Me havaitsimme, mitkä ovat ne alat, joilla konsensusta alkaa löytyä. Ensinnäkin jäsenmaat ovat sopineet, että yhdessä käsittelevät tätä elpymyspakettia ja monivuotoista rahoituskehystä MFF. Ne ovat myöskin samaa mieltä siitä, että tämä ennennäkemätön kriisi vaatii ennennäkemättömiä vastauksia. Ja kolmennekseen ne olivat sitä mieltä, että meidän täytyy keskittyä niihin alueisiin ja niihin sektoreihin, jotka ovat kärsineet kaikkein pahiten. Kuitenkin äh, havaitsimme, että tietyissä äh, asioissa meillä on hyvin suuria mielipideeroja yhä nytkin. Esimerkiksi eräät ehdotukset ovat erittäin vaikeita jäsenmaiden hyväksyä. Ja samoin äh, nämä allokaatiokriteerit, joita komission ehdotuksessa on käyttänyt, olivat vaikeita hyväksyä jäsenmaille, sillä nykyisessä ehdotuksessa ei ollut selkeää yhteyttä COVID-19 aiheuttamaan kriisiin ja nykytilanteeseen. Viime viikolla saatiin ensimmäisen sain päätöksen ensimmäisen kierroksen kahdenvälisiä neuvotteluitamme. Ne ovat olleet välillä vaikeita, jopa hyvin vaikeita, mutta niitä on aina käyty rakentavassa hengessä. Äh, nämä keskustelut tekevät minulle mahdolliseksi tunnistaa ne kuusi rakennuspalikkaa, jotka voisivat muodostaa tulevan sopimuksen. Uskon, että poliittinen tasapaino on tarpeen. Ensinnäkin monivuotisen rahoituskehyksen koko tulevan Euroopan unionin budjetin koko. Tiedämme, että on eroavia mielipiteitä siitä, mikä taso on hyväksyttävissä. Ja toinen kysymys liittyy suoraan ensimmäiseen. Kyseessä ovat nämä äh, jäsenmaksuun osuuden korjaukset, joita tietyt jäsenmaat nauttivat, äh, ja erät ovat sitä mieltä, että nämä tulisi peruuttaa. Aivan varmastikin tämä tulee olemaan äh, tärkeä kysymys kompromissia haettavissa. Tämän lisäksi meillä on komission esittämää elpymissuunnitelma. Kaikki jäsenmaat eivät ole samaa mieltä kuitenkaan tuon elpymissuunnitelman koosta. Sitten neljän kohta, neljäs kohta, tämä liittyy lainoihin ja tukiin. Ähm, tukien äh, periaate aiheuttaa tietyille jäsenmaille ongelmia ja tässä me tarvitsemme lainojen suhteen puolestaan hyvin hienovaraista tasapainoa ja sen löytämistä. Ja sitten viiden, viides seikka, tämä liittyy elpymus, elvytysrahastoon. Kesäkuussa monet jäsenmaat ilmaisivat haluttomuutensa tuki Euroopan komission ehdotusta, joka ottaa huomioon kriteereinä ähm, BKT ja työttömyyteen liittyviä tietoja, jotka ovat kriisiä edeltävältä ajalta. Ne eivät ole välttämättä ähm, eivät heijastele välttämättä äh, nykytilannetta alueellamme ja jäsenmaissamme kriisin jälkeen. Tästä syystä olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme dynaamisempia kriteerejä käyttöön. Sitten kuudes kohta. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Tämä elvytysrahasto täytyy yhdistää niihin uudistuksiin, joita tietyissä jäsenmaissa täytyy tehdä. Hallinto, alalla, erilaisissa toimielimissä, ja tämä saattaa koskettaa suoraan Euroopan parlamenttiakin ja sen roolia. Aina ehdollisuuteen liittyen, koskien äm, elvytysrahastoa ja MFF, meillä on myöskin edessämme oikeusvaltioperiaatekysymys, jota meidän täytyy pohtia. Tämäkin on äärimmäisen tärkeä kysymys. Te äh, muistanette, että ennen kriisiä muutamia kuukausia sitten me olemme ehdottaneet, että MFFään liittäisimme myöskin suoraan ilmastollisia, äh, ilmastopolitiikkaan liittyviä ehtoja koska pyrimme ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Hyvä puhemies, meillä on myöskin muita kysymyksiä, jotka ovat pelissä ja jotka ovat erittäin tärkeitä teille Euroopan parlamentille, tiedän sen. Ensin näkin omat varat. Tiedän, että tämä on avainkysymys sopimuksessanne. Olemme kuulleet olemme tehneet paljon töitä muoviroskan ja ETS-järjestelmän osalta, mutta te olette tarkastelleet myöskin muita mahdollisia äm, omien varjon lähtöjä, kuten digitaalivero ja rahoitusmarkkinavero. Joustavuus MFFssä eh, ja eh, maatalouspolitiikassa on myöskin tärkeä kysymys monille jäsenmaille. Tähän liittyy kaksi kysymystä, jotka täytyy käsitellä, jotta saamme sopimuksen aikaan. Ensimmäinen näistä on ehm, elvytysrahaston etupainotteisuus ja ehm, sitoumukset ja maksut ja niiden aikataulu ja takaisinmaksun kysymys, koska nämä takaisin maksut alkaisivat. Komissio ehdottaa, että se ei tapahtuisi alkavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, vaan sitä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ehkäpä olisi hyödyksi ehdottaa ähm, nopeamminkin tapahtuvia takaisin maksuja. Tämän lisäksi, kuten tiedätte, minun on tarkoitukseni yhdessä Saksan puheenjohtajasmaan kanssa julkaista tietoja ähm, tulevaa Euroopan neuvoston huippukokousta ajatellen, niin voin vakuuttaa, että teen kaiken mahdollisen, jotta äh, saamme ratkaisun aikaan nopeasti. Minun arvioni tästä kuulemiskierroksen jälkeen, hyvin, hyvin tiiviin kuulemiskierroksen jälkeen on seuraavanlainen. Me emme ole vielä tämän työn lopussa. Päätöksessä valtavasti töitä vielä tarvitaan. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että me voimme edetä sillä ehdolla, että jäsenmaat ovat sitoutuneet tekemään enemmän yhteistyötä keskenään. Olen myöskin vakuuttunut siitä, että tulee olemaan väistämätöntä, välttämätöntä kriisin jälkeen, että eurooppalaisten demokraattisten toimielinten yhteistyö tulee olemaan ennen näkymättömällä tasolla. Ja minä kuulen tässä Euroopan parlamentin vetomuksen siitä, että se pääsee täysin mukaan kaikkiin näihin päätöksiin, joita me olemme tekemässä. Voitte luottaa minuun yhdessä. Me tulemme toimimaan niin, että pääsemme parhaalla tavalla eteenpäin. Haluan vielä jakaa yhden ajatuksen kanssanne. Me onnistumme vain, jos jokainen suostuu ottamaan askeleen toista kohti. Jos jokainen jäsenmaa jää omien linjojensa taakse jumiin, minkäänlaista ratkaisuja ei tule löytymään, emmekä me tule onnistumaan eurooppalaisen hankkeen eteenpäin viemisestä. Ainut tapa päästä eteenpäin on tehdä se yhdessä, viedä eurooppalaista hanketta yhdessä vakuuttuneena eteenpäin niin, että voimme tehdä päätöksiä yhdessä. Tämä on se vetomus, jonka haluaisin kaikille teille tänään esittää ja ähm, aivan lopuksi haluaisin sanoa, että koska tämä kriisitilanne on ennen näkemätön, äh, meidän täytyy äh, ottaa tämä huomioon myöskin monivuotisrahoituksen ja elvymysrahaston kohdalla. Me em, meidän täytyy ottaa tietyt tavoitteet huomioon. Ensinnäkin se, mikä on Euroopasta hanketta pitänyt elossa tähän asti, nimittäin lähestyminen, eurooppalainen lähentyminen joka tulee olemaan myöskin hankkeemme vahvuuksia. Ja meidän täytyy työstää iskun kestävyyttämme, meidän täytyy kasvattaa kapasiteettiamme tulevaisuudessa, meidän täytyy parantaa sitä, kapasiteettiamme reagoida nopeammin, paremmin. Ja kolmas tavoitteeni, meidän täytyy mielestäni jatkuvasti säilyttää mielissämme se, millä tavalla eurooppalainen hanke tulee muuttumaan digitaalisella aikakaudella tai kun ilmastokysymykset täytyy ottaa huomioon. Tämä tekee hankkeestamme vahvemman ja tulevaisuuteen katsovan. Meidän täytyy rakentaa sitä optimistisesti. Ymmärrän, että tämä haaste on valtavan vaikea, mutta se on myös hyvin tärkeä. Ja hyvä puhemies, minä olen vakuuttunut siitä, että haluan saattaa tätä työtä eteenpäin Eurooppa-neuvostossa, mutta luotan myöskin mahdollisuuteen käydä muiden toimielinten kanssa hedelmällistä, hyödyllistä vuoropuhelua tämän jälkeenkin. Kiitoksia. Vicepresidente Sefcovic, prego Maros. Caro Presidente, cher Monsieur le Président, honorable, ah. eh, as we discussed, Arvoisa Puhemies, on aivan selvää, että meidän unionimme on suuressa kriisissä, joka on koskettanut koko maailmaa. Tällä covid-kriisillä on ollut valtaisa inhimillinen vaikutus ja se on muuttanut meitä ja siksi olette varmaan samaa mieltä kanssani siitä, että ei ole mitään mahdollisuutta palata takaisin siihen, missä aikaisemmin olimme. Siksi meidän on katsottava tulevaisuuteen. Jos toimimme tehokkaasti, niin voimme löytää mahdollisuuksia tästä kriisistä, mutta me tarvitsemme oikeita välineitä sitä varten olen useasti sanonut, että tämä sali on Euroopan demokratian sydän. Täällä tätä politiikkaa muodostetaan, mutta mitä sillä on tämä merkitystä, kuinka paljon puhumme poliittista prioriteeteista, jos meillä ei ole rahaa panna niitä täytäntöön. Euroopan neuvostossa ensi viikolla haluaisin keskittyä kahteen asiaan, jotka ovat erityisen merkittäviä tulevaisuutemme kannalta. Ensinnäkin tämänhetkinen tilanne Next Generation EU elpymissuunnitelman suhteen ja sitten monivuotiset rahoituspuitteet. Haluaisin kiittää Euroopan neuvoston puheenjohtajaa hänen hyvin aktiivisesta lähestymistavastaan, hänen hyvin dynaamisista äh, kahdenvälistä keskusteluista, joita hänellä on ollut hallitusten ja valtionpäämiesten kanssa ja läheistä yhteistyötä komission kanssa. Ja kaikkea tätä tarvitaan, koska tämä on hyvin kunnianhimoinen paketti, joka vastaa äh, hyvin selvästi unionin tarpeisiin tulevat rahoituspuotteet tuovat EU-budjetin melkein kahteen biljoonaan euroon ja se on hyvin vaikuttava summa, mutta tämä on tarpeellinen vastaus siihen, kriisiin, joka meillä nyt on tässä, jollaista ei aikaisemmin ole ollut historiassa. Tämä on suunnitelma, jolla pääsemme eh, läpi ensimmäiset elpymisen vuodet, mutta tällä tavoin voi myös varmistaa, miten rahoitusohjelmamme pystyvät eh, tukemaan eh, prioriteettiamme vuoteen 2027 ja siitä eteenpäin. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että Euroopan parlamentilla on ja tulee jatkossakin olemaan erittäin tärkeä rooli tässä prosessissa. Myöhemmin tänä päivänä presidentti von der Äh, puheenjohtaja von der Leyen yhdessä puhemies Sassolin äh, kanssa äh, artiklan 324 puitteissa tapaavat ja me tulemme keskustelemaan ja aloitamme ensimmäisen mielipiteiden lähentymisen, jotta saisimme aikaan kompromissin ilmipiiriä, jota tarvitaan sitten huippukokouksessa 17. ja 18. heinäkuuta, kuten puheenjohtaja Michel juuri sanoi. Me jatkamme siitä, niistä keskusteluista, joita meillä oli vähän aikaa sitten videokonferenssissa ja me komissiossa olemme sitä mieltä, että on positiivista dynamiikkaa ja tuetaan niitä ehdotuksia, jotka juuri kuvailimme. Mm, erityisesti ollaan sitä mieltä, että olen samaa mieltä siitä, että tähän kriisiin tarvitaan poikkeuksellisia toimia. Tämän näiden toimien pitäisi rahoittaa komission lainanoton kautta ja ollaan myös samaa mieltä siitä, että omien varojen kattoa on korotettava. Äh, ollaan myös sitä mieltä, että meidän pitäisi äh, keskittää toimme kaikkein äh, eniten tarpeeseen tarpeellisimmille alueille ja lisätä kohesiota. Ja tämä äh, vastaus on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa talouttamme, tehdä niistä vihreämpiä, digitaalisempia ja kestävämpiä. Tämä ehdotettu paketti kuvastaa kovasti sitä, mitä parlamentti äh, päätöslauselmassa 15. toukokuuta ilmaisi. Haluaisin kiittää tätä parlamenttia jatkuvasta tuesta uusille omille varoille. Äh, tekin olette sitä mieltä, mieltä, että äh, tämä on oikea lähestymistapa. Uudet omat varat tukevat yhteisiä tavoitteitamme. Ne äh, luovat pohjan Next Generation EU-hankkeelle ilman, että äh, vaarannamme tulevien ohjelmien rahoitusta. Ja kun otamme suuren harppauksen eteenpäin tulevina viikkoina hyväksymällä nämä ehdotukset, voimme tehdä vielä suuremman askeleen, kun laadimme uusia ehdotuksia ensi vuonna. Me tulemme pian laatimaan tiekartan näille ylimääräisille määrärahoille määrärahoille tiekartan siitä, miten nämä uudet omat varat saataisiin aikaan. Ja luotan tällä välin teihin, että välitätte tämän viestin myös kotopuolessa hallituksillenne, vaalipiireillemme ja kansallisille parlamenteille, kuinka kovasti tarvitsemme heidän tukeaan, koska tässä aika on tärkeä. Tarvitaan johtajuutta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja meillä on vain muutama viikko jäljellä, koska me kaikki tiedämme, että on, on erittäin tärkeää. Meidän on päästävä yhteisymmärryksen ennen kesälomaa, jos haluamme olla varmoja, että vuoden lopulla saamme myös tämän kansallisen ratifiointiprosessin päätökseen, jota tarvitsemme omat varat, omien varojen päätöstä varten. Me emme pääse eteenpäin ilman tätä päätöstä, mutta jos kansalliset parlamentit hyväksyvät nämä tulokset ja nämä uudet välineet, niin uskon, että voi olla varmaa, että näiden innovatiivisten hankkeiden demokraattinen legitiimiys vahvistuu. Haluaisin myös korostaa sitä, että tämä auttaisi meitä myös luomaan uusia välineitä ei vain kestävälle talouden elpymiselle, vaan tämä on myös selvä osoitus siitä, että meidän demokraattiset sääntömme voittavat myös kriisiaikoina. Eli nyt tarvitaan hyvin rakentamaa toimintaa kaikissa toimielimissä ja siksi meidän on nyt kuultava toisiamme ja äh, otettava eri näkemyksemme huomioon kaikissa prosessin vaiheissa. Tämän parlamentin osallistuminen kaikkiin aspekteihin on erittäin tärkeää. tärkeää. Kaik- kaikki eh, ohjelmat ovat sellaisia, että parlamentti on ne hyväksynyt ja ollut mukana niitä laatimassa, eh, koska meillä on oikeudellisia rajoitteita me nyt käytämme erityistä järjestelyä voidaksemme tämän elpymisrahaston ottaa käyttöön, mutta tämä ei ehkäise sitä, että neuvosto ja parlamentti eivät voisi omaa rooliaan toteuttaa. Meillä on erityisjärjestelyjä sitä varten. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä teidän ja neuvoston kanssa toimielinten välisistä sen julkilausuman parissa, jotta täällä olisi muodollinen pohja, jotta varmistaisi, että toimielinten välinen yhteistyö olisi mahdollisimman hyvää. Äh, hyvät kollegat, arvoisat jäsenet, kuten tiedätte, meillä on hyvin vähän aikaa, mutta uskon, että jos olemme riittävän kunnianhimoisia, realistisia ja osoitamme johtajuutta, pystymme äh, toimimaan kansalaisten puolesta. Äh, komissio tarvitsee teidän apuanne ja meidän täytyy olla nopeita kaikissa neuvottelun vaiheista. Tämä koskee tämän alkuperäisen ohjelman hyväksymistä, jotta voidaan mitä nopeammin voidaan ottaa käyttöön React EU e ja solvenssitukivälinen, sen parempi. Seuraava puheenvuoroni koskee Brexittiä. Kuten tiedätte, kollegani Michel Barnier on tänä päivänä Lontoossa, jossa käydään toista neuvottelukierrosta, jälleen yhtä neuvottelukierrosta. Ja tämä on tärkeää, koska ei ole edes kuutta kuukautta enää siirtymäkauden loppuun. Yhdessä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa juuri vähän aikaa sitten kat- katsoimme eh, neuvottelujen tilannetta ja korostimme yhteistä tahtoamme eh, käyttää kaikkia mahdollisia keinoja päästäksemme yhteisymmärrykseen niin, että voimme hyväksyä eh, ainutlaatuisen kumppanuuden. Paljon edistystä ei ole kuitenkaan tapahtunut ja yksinkertainen totuus on se, että neuvottelut päättyvät niin tai näin. Eli jos haluan päästä yhteisymmärrykseen, meidän on ratkaistava monia tärkeitä erimielisyyksiä perustavanlaatuisissa kysymyksissä. Ne liittyvät vakaisiin takeisiin tasa-arvoisesta pelikentästä, sopimukseen kalastuksesta ja tehokas hallinnointipuitteista. Te varmasti tiedätte nämä asiat asiat oikein hyvin. Ja tiedätte, että ne ovat meille tärkeitä, koska reilu eh, kilpailun periaate, kansalaisten suojelu ovat eh, periaatteita, jotka ovat hyvin tärkeitä unionillemme. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta sopimukseen päästäisiin, mutta tässäkin meillä on vain hyvin vähän aikaa ja kukaan ei pysty nyt varmasti sanomaan, eh, missä vaiheessa neuvottelut ovat vuoden lopussa. Ja vaikka sopimukseen pääsisimmekin, niin monet asiat tulevat muuttumaan suhteissamme yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuningaskuntaan, kansalaisille, yrityksille, hallinnolle. Siksi meidän on nyt valmisteltava näitä muutoksia ja me tulemme jatkossakin auttamaan kansallisia viranomaisia ja muita sidosryhmiä heidän valmistautumisessaan. Neuvottelujen rinnalla puheenjohtaja von der Leyen on korostanut sitä, että meidän on jatkettava työtämme, jotta voidaan varmistaa tämän sopimuksen täytäntöönpaneen luottamuksen ylläpito. Voin myös lisätä, että olemme menossa eteenpäin tälläkin rintamalla. Eurooppalainen yhtenäisyys on tärkeä arvo meille Euroopan parlamentilla on tässäkin asiassa erittäin tärkeä rooli. Olen erittäin kiitollinen teidän äh, vakaasta tuestanne, kuten näkyi mietinnössä, jonka hyväksyitte 18. päivä kesäkuuta. Arvoisat jäsenet, hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon mielenkiinnosta ja kaikesta siitä tuesta, jota tulemme tarvitsemaan tulevina viikkoina. Kiitoksia, vara puu puheenjohtaja Shevchovic ja nyt kuulemme äh, sitten poliittisia ryhmiä ja äh, puheenjohtaja Michel on äh, luvannut sitten puhua tässä ensimmäisen kierroksen lopuksi, koska hänen täytyy lähteä. Nyt edustaja Mureshan. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Michel, tervetuloa parlamenttiin. Me kuuntelemme teitä, olemme huolissamme, emmekä ole samaa mieltä kanssanne te ette ota mukaan parlamenttia näihin budjettikeskusteluihin sillä tavalla kuin pitäisi toimia, koska me olemme budjettiviranomainen. Me emme ole kanssanne samaa mieltä, koska te ehdotatte pienempää budjettia Euroopan unionille, jonka täytyy hoitaa yhä useampia tehtäviä. Me emme voi tehdä enempää pienemmällä budjetilla. EUn budjetti ei ole mikään taikakalu, joka noin vain suurenisi neuvoston tarkastelussa. Euroopan parlamentti voi antaa hyväksyntänsä MFFlle vain siinä tapauksessa, että se saa riittävän rahoituksen yhteisille toimillemme. Me vaadimme ensinnäkin sitä, että huomioimme Euroopan unionin perinteiset prioriteetit, maatalouden ja kohesion. Ja toiseksi meidän on pidettävä lupauksemme rahoittaa myös uudet prioriteetit, digitalisointi, ympäristön tutkimus, kehitys, innovointi, ulkoiset rajat, maahanmuuttokysymykset. Me emme voi koronakriisiä ratkaista sillä tavalla, että alirahoitamme muita prioriteetteja. Välittäkää neuvostolle seuraava viesti. Me emme voi hyväksyä pientä MFF elpymispaketin ikään kuin verukkeella. Nyt meidän tulee modernisoida Eurooppaa, meidän on tuotettava lisäarvoa Eurooppaan ja rahat on käytettävä hyvin ja valvonnan on toimittava. Sitten täytyy huomioida myös takaisinmaksu. Jo kun kansalaiset ja yritykset ottavat luottoa, niin heidän on myös varmistettava, miten takaisinmaksu tapahtuu. Eli näin täytyy tehdä myös Euroopan unionissa. Omat varat muovivero otetaan käyttöön. Jo ennen vuotta 2027 täytyy takaisinmaksu aloittaa ja täytyy olla myös selkeä lukkoon löyty aikataulu. Nämä parlamentin vaatimukset on täytettävä ja vain sen jälkeen voimme antaa hyväksyntämme ehdotukselle minkälaisia kompromisseja te sitten olette valmiita tekemään neuvosteluissa? Me olemme valmiita keskustelemaan. Lopullista sopimusta ei saada ilman parlamentin näkemystä. Se on otettava huomioon. Kiitos. Kiitoksia edustaja Muresan ja seuraavaksi puheenjohtaja Garcia Perez SND-ryhmästä. Kiitos puhemies. Pandemia on vienyt tuhansien eurooppalaisten hengen. Kysymys on ihmisistä, jotka olivat monet jäkempiä, mutta joiden ovat antaneet omalla tavallaan uhrauksensa Euroopan hankkeelle, mutta monet naiset, jotka työskentelevät terveydenhuoltoalalla ja sosiaalisella alalla, ovat myöskin uhranneet elämänsä puolesta suojellakseen meitä. Meidän pitää unohtaa myöskään sukupuoliväkivallan uhreja, väkivallan, joka oli seurausta tästä karanteeneista. Virus on muuttanut tulevaisuuden näkymiä miljoonille eurooppalaisille nuorille. Tämä sukupolvi, joka on noin oli 2008 20-vuotiaat, nyt 30-vuotiaat ovat kohdanneet elämässään toisen talouskriisin vain 12 vuoden aikana. Monet sukupolvet ovat joutuneet kokemaan traumaattisia kokemuksia ja tähän liittyy pelko ja epävarmuus. Ja tämä muuttaa elämäntapaa. Ihmiset joutuvat ottamaan eh, riskejä ja tässä myöskin ajalla on merkitystä. Pandemian kuukausien aikana Heinäkuun on ollut se aika, jolloin pitäisi päästä aikaan elpymysrahastosta ja myöskin Euroopan budjetista. Nykysukupolvet, tulevat sukupolvet, heillä on, täytyy olla sellainen tunne, että Euroopan union taloudellisen turvallisuuden alue heidän elämässään ja parlamentin voiman ansiosta näissä neuvotteluissa oli vakuuttunut siitä, että me tulemme tekemään tämän. Me sosiaalidemokraatit emme hyväksy vähempää kuin 550 miljoonaa euroa eh, ja lisäksi me ei ole myöskään mitään makrotaloudellisia ehtoja, koska me tiedämme, mitä se merkitsee, että on säästöpolitiikkaa ja ehtoja, jotka vaikuttavat työntekijöiden heikkoituksiin ja myöskin leikkauksiin, leikkauksiin sosiaalimenoissa. Ei voida ottaa uudestaan käyttöön tällaista leikkauspolitiikkaa. Meidän tukemme riippuu siitä, että tiukasti täytetään oikeusvaltion periaate ja että käytetään asianmukaisesti näitä rahastoja – nuorisoon eivät ole vaikuttaneet kenties nämä virus, virukset, mutta heihin vaikuttavat taloudelliset vaikutukset. Niin pandemia ei voi olla mikään tekosyy sille, että lisätään eriarvoisuutta sosiaalisen pilarin kautta Euroopassa. Se, että pannaan toimeen nuorisotakuu ja varmistetaan eurooppalaista työllisyyttä, koska yhteiskunnassa kukaan ei saa voittaa kokea olevansa tur- varmassa tilanteessa ilman työtä. Myöskin tulevat sukupolvet vaativat sitä, että taloudessa me tapahtuu siirtymä niin, että otetaan huomioon ilmastonmuutos ja digitaalinen vallankumous. Jotta voidaan rahoittaa tämä elpyminen ja siirtymä, joka liittyy ekologiseen talouteen, täytyy saada aikaan keskustelu myöskin omista varoista, joka on olennaisen tärkeä meille – ne, jos ryhmä nyt on aiemmin joutu pelastamaan rahoitussektiota ja myöskin monenkansallisia yrityksiä, on tärkeää, että ne nyt osallistuvat sitten tähän elpymiseen asianmukaisella tavalla. On myöskin vaarallista se, että syntyy radikaalistumista populismin muodossa tuleva sukupolvien osalta. On tärkeää, että Euroopan hanke tulee selviytymään ja se on riippuvasta myös siitä, että tämä tehtävä suuntamaan menestykäs. Herra Michel, Suurevana päivinä, jolloin käydään keskusteluja pääministerien kanssa, teidän pitää katsoa heidän silmiinsä ja kysyä heiltä, jos me voimme taata kansalaisille sitä, että heidän elämänsä paranee, mitä varten me sitten ylipäätään olemme täällä. Tämä parlamentti ei ole saanut tästä asiasta täyttää selvykäyttä. Ja me haluamme vakuuttaa siitä, että meidän täytyy pystyä puolustamaan voimakasta, oikeudenmukaista ja solidaarista hanketta. Kiitoksia puheenjohtaja Garcia Perez. Edustaja Haje Renew Europe-ryhmästä. Merci. Kiitos puhemies, puheenjohtaja Michel, hyvät kollegat. Tämä elvymissuunnitelma on ainutlaatuinen ja se johtaa meidät konkreettiseen eh, Euroopan kehittämiseen. Meidän tulee muuttaa eurooppalaisten jokapäiväistä elämää joka puolella Sofiasta Helsinkiin 500 miljardia eh, tukea on minimimäärä näissä haasteissa. Arvoisa puhemies, meidän poliittinen perheemme on valppaana kahdessa seikassa aivan erityisesti. Ensinnäkin määrittelemme tätä kautta oman tukemme tälle paketille. Ensinnäkin uudet omat varat, siis monikossa. Me emme tyydy siihen, että toteutetaan vain muovivero. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä saada uusia omia varoja mutta kyllä me olemme onnistuneet ennenkin näissä tehtävissä. Meidän täytyy ylittää jakolinjat, jotta pääsemme eteenpäin. Nyt meidän on kiireellisesti päästävä eteenpäin. Ei pidä raskauttaa tulevia sukupolvia. Meidän täytyy verottaa suuria internetjättejä, digitaalisia jättejä, jotka myös saastuttavat paljon. Ja kolmanneksi on pystyttävä suojelemaan oikeusvaltiota tehokkaasti. Tämä on kirjattu myös perustamissopimuksiin, eikä se ole sen vähäarvoisempi kuin taloudellinen lähentyminen. Me emme halua sitä, että autokraatit, Kaczynskis, Orbanit ja ystävät käyttävät eurooppalaisten varoja ja toimivat autokraattisesti omissa maissaan, meidän varoilla. Puhemies, haluan todeta, että meidän ryhmämme toimii hyvin yhtenäisesti näiden prioriteettien takana, jotta saamme so- sopimuksen aikaiseksi. Olemme valmiita neuvottelemaan, jotta voimme varmistaa tuleville sukupolville vauraan ja vihreän tulevaisuuden, demokraattisen, vapaan tulevaisuuden, jotta he eivät ole velkataakan alla. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Le Breton ID-ryhmästä, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies Neuvosto on 19.6. keskustellut elpymissuunnitelmasta ja jatkaa keskusteluja heinäkuussa. 750 miljardia, 500 tukena ja 250 miljardia lainana. Minä vastustan tätä useasta syystä. Ensinnäkin tämä johtaa siihen, että eurooppalainen velka kannetaan yhteisesti, 500 miljardia siis, ja tässä otetaan askel eteenpäin kohti federalistista Eurooppaa. Minun ryhmäni ei tätä halua. Toiseksi Täytyisi olla naivi, jos uskoisi, että nämä varat jaettaisiin ilman mitä vastiketta. Unioni määrää tiukat ehdot ennen kaikkea niin, että tämä vaikuttaa eläkkeisiin ja äh, terveydenhoitokuluihin. Jos, äh, ja tässä käy niin, että äh, Ranska ja Saksa sitten häviävät. Ranskan velkaantumisaste on nyt jo huomattavalla tasolla ja se vain kasvaa. Presidentti Macron on halunnut tätä elpymissuunnitelmaa, mutta näyttää siltä, että hän on unohtanut sen, että valtionpäämiehen tärkein tehtävä on hoitaa oman kansansa etua. Eh, grazie, onorevole Lamberts. Kiitoksia. Edustaja Lamberts vihreästä ryhmästä. Michel Javouque. Puheenjohtaja Michel, minä koen sympatiaa teidän tilannettanne kohtaan. Meidän parlamentissa on löydettävä enemmistö ja eh, teidän on löydettävä sitten yksimielisyys ja siinä on jonkinmoinen ero. Tämä sitten määrittää yhteisen etenemistahdin. Olen solidaarinen teidän tilanteenne vaikeuden suhteen, mutta eh, mitä te sitten oikein voisitte neuvostossa muille sanoa? siellä on vastentahtoisia maita. No jos puhutte summasta, niin mistä tässä oikein puhutaan? 1,5 prosenttia BKTstä kolmen vuoden aikana. Ja kuitenkin me puhumme nyt sellaisesta taantumasta, joka syö meiltä lähestulkoon 90 prosenttia BKTstä kun katsotaan, mitä Yhdysvalloissa on tehty, niin toki puhutaan valtavista summista, mutta e, jos suhteellistetaan, niin eivät nämä nyt niin valtavia summia ole. Siinä meni se argumentti. Ja toinen vastalause, jota kyllä toki kuuntelen tarkalla korvalla. Emmekö me tässä velkaannu ja kaikki nämä varat sitten loppujen lopuksi annetaan avustuksina ja sillä, sitä tavallaan käytetään jonkinlaisiin verolahjojen antoon. Tämä voi olla melko moinen ansa. Ehdollisuus joka toteutuu, tarkoittaa sitä, että täytyy noudattaa demokratian ja oikeusvaltion vaatimuksia, täytyy tehdä järkeviä investointeja. Mikä olisi sen järkevämpää kuin investoida luonnollisesti näihin ongelmamaihin, ongelmissa oleviin maihin, mutta sellaisiin välineisiin, jotka voivat varmistaa ja helpottaa koko mantereen talouden tilannetta. Me tarvitsemme solidaarisempaa äh, taloutta, siirtymää vihreämpään talouteen. Jos todella kuvittelemme, että säästö politiikkaan pakottamalla voimme pelastaa Euroopan. Kyllä me olemme jo testanneet tätä ja tulokset ovat nähtävissä, eli ei tämä onnistu. Ja sitten lopuksi mielestäni täytyy korostaa vastentahtoisille sitä, että mitä he oikein haluavat. Jos päätöksiä ei tehdä tästä elpymissuunnitelmasta, niin sitten euroalue hajoaa. Haluaisin tietää, mistä löytyy sitten skandinaavien, alankomaalaisten, itävaltalaisten vauraus, kun tämä suunnitelma ei toimi ja integraatio murenee. Meidän vaurautamme, vaurautemme kansallisesti tässä olen Le Protonin kanssa aivan eri mieltä. Me, meidän vaurautemme yhdessä valtiossa on riippuvainen koko Euroopan vauraudesta. Olisi aivan historiallinen virhe, kertakaikkinen virhe, jos emun tulevaisuus vaarannettaisiin sitä kautta, että esitettäisiin tällaisia vulgaaristi vaalitaktisia näkemyksiä. Edustaja Van Overveld ECR-ryhmästä. Thank you, president, president, komissaaris, kollegas. Uh, eh, ik denk understatement is. Kiitos, puhemies. Koronakriisi on aiheuttanut taloudellisia vaikutuksia. Ja tästä syystä viranomaiset ja Euroopan instituutiot, niiden täytyy antaa luottamusta, varmuutta kansalaisille ja yrityksille, koska muuten eh, on ikäviä seurauksia tällä epävarmuudella ja tämä merkitsee myös sitä, että täytyy saada aikaan elpymistä ja täytyy saada aikaan dynaaminen prosessi, joka on tärkeä, joka liittyy nimenomaan siihen, että jotka voisivat olla myöskin muuten seurauksia, jotka eivät ole hyviä. Ajattelin myöskin sitä dynamiikkaa, joka on todellakin hyvin tärkeä, Meidän täytyy pyrkiä arvioimaan jatkuvasti sitä, mikä vaikutus näillä erilaisilla välineillä on. Ja Tämä liittyy myöskin Brexitiin. Tärkeintä tällä hetkellä on, että parannetaan meidän taloutemme sietokykyä ja kansa, yhteiskuntiemme sietokykyä, koska kansalaiset ja yritykset, niiden täytyy voida selviytyä näistä myllerryksistä. Tärkeää on, että neuvotteluissa, jotka liittyvät monivitsarahoituskehykseen, meidän täytyy tukea nimenomaan innovatiivisia ohjelmia innovaatioita. Ajatellen kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehitykseen, parlamentti on jo jokin aika sitten on ottanut esille ne näkemykset, joita sillä on. Ja on tärkeää, että parlamentissa on enemmistö, joka on näiden näköjen kannalla. Ja nyt on tärkeää, että komissio ja neuvosto tekevät kaiken, jotta voidaan välttää se, että syntyy toimintien välissä suhteissa tällainen jarrut, jarruttamistilanne. Sitä täytyy, sitä täytyy välttää hinnalla millä hyvänsä. Minusta on hyvin tärkeää, että toistellaan, taistellaan nimenomaan tätä epäluottamusta ja epävarmuutta vastaan. Ja on tärkeää, että estetään se, että syntyy toimijoiden välille tällainen jarrutuksen tilanne. Ja on todellakin huolehtia siitä, että syntyy luottamusta, koska muuten ei synny varmuutta eikä myöskään sitä, että selvitään tästä talouskriisistä. Kiitoksia edustaja Obrigue ryhmästä. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Kun nyt keskustelemme tästä aiheesta, niin neuvosto neuvottelee salassa tästä elpymissuunnitelmasta. Miten te kehtaatte puhua elpymissuunnitelmasta, kun kuitenkin tässä vaaditaan takaisin maksua, ainakin osittain? Emme voi olla typeriä, jos meillä ei ole riittäviä omia varoja – niin silloin kun puhutaan lainojen ja toisaalta avustusten jaosta, niin ainakin teoreettisesti eurooppalaiset maat joutuvat sitten maksamaan takaisin, eli siis kansalaiset viime kädessä. Miten voitte puhua elpymissuunnitelmista, kun re, re, reaalisesti tämä on aivan pieni osuus BKTstä? Ja kuitenkin tappiot ovat 8 prosentin luokkaa BKTstä pelkästään tämän vuoden aikana. Nyt välittömästi jäsenvaltiot tarvitsevat rahaa, eivätkä vasta vuonna 2023. No, tässä täytyy ensin eurooppalaisista varoista taistella ennen kuin tuki pääsee perille. Tässä onkin se vaara, joka nyt on edessämme. Piilotellaanko täällä mm, toisella, kellä tehdään yhtä ja toisella toista? Miten te voitte puhua elpymissuunnitelmasta, kun minkäänlaista demokraattista keskustelua ei ole käyty tämän suunnitelman suunnasta? Parlamentilla täytyy olla oma sanansa sanottavana, kun ei vaadita minkäänlaista vastinetta näille eh, varoille, näille avustuksille. Kuka voi taata sen, että ei käy niin, että Euroopassa eh, irtisanomiset jatkuvat Nokian, Airbusin, Sanofin ja muiden linjoilla. Eli jotkut yritykset näistä ovat myös hyötyneet kriisistä. Kukaan ei pysty takaamaan, etteikö tämä tie jatkuisi. Komission täytyisi päästä tästä eteenpäin vahvempana, jotta jäsenvaltiot pärjäävät. Von der Leyen on komission puheenjohtajana puhunut entistä selkeämmin eh, tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja siitä, että todellakin säästöpolitiikkaa sitten vaaditaan jäsenvaltioilta. Eli tämä elpymissuunnitelma ei ole kyllä nimensä veroinen. Tämä kuuluu teidän liberaaliseen ideologiaanne ja se vaatii tuekseen melkomoisen viestintäsuunnitelman, jotta tämä katkera kalkki saadaan pakotetuksi ihmisten kurkuista alas. Jäsenvaltioiden täytyisi hyvin nopeasti reagoida tähän kriisiin. EKP on tehnyt oman osansa. Äh, tarvittaisiin velkojen anteeksi antoa sekä ekologista jälleenrakennusohjelmaa niin, että monikansallisia saastuttajia ja miljardöörejä ryhdyttäisiin äh, verottamaan. Tätä me nyt tarvitsisimme. Sellaista suunnitelmaa, jonka kuvailin, ja sen täytäntöönpanoja ei mitään viestintää eikä iskulauseita eikä, eikä, eikä tällaista teatteria, jota Saksan ja Ranskan äh, johdolla vedetään. Näin tulee toimia ennen kuin on liian myöhäistä sekä kansalaisten että planeetan kannalta. Edustaja John Jersey, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Me kaikki koemme, että on kiireellistä hyväksyä monivuotinen rahoituskehys ja elpymispaketti ensi viikon neuvostossa. Monet ovat korostaneet, miten tärkeää on oikeudenmukaisuus, kestävyys ja solidaarisuus. Kuitenkin huhtikuussa ajatus eurooppalaisista velkakirjoista tapettiin euroryhmässä. Ainoa ehdotus tähän mennessä, joka olisi voinut muuttaa jäsenvaltioiden tasolla olevan velan eurooppalaisen tason velalle, velaksi automaattisesti olisi vahvistanut velan siirtämistä ja sitä kautta myöskin imenyt mukaansa kustannukset, joita syntyy lamasta Euroopan unionin jäsenvaltioista unionin tasolle. Elpymissuunnitelma nykymuodossaan ei minusta anna mitään takuuta siitä, että rahat päätyvät kaikkein epätoivoisimmille kansalaisille, yrityksille ja pk-yrityksille, eikä näe takuuta siitä, että rahat eivät johda siihen, että lisääntyy velka jäsenvaltioissa, mikä viime kädessä voi johtaa säästöpolitiikkaan ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymiseen. Minua pöyristyttää ajatus siitä, että hallitukset jakavat rahat, hallitukset jotka ovat yhteistoiminnassa erilaisten yhtiöiden, yritysten kanssa tai kotimaisten oligarkkien kanssa. Miten voimme odottaa, että näissä olosuhteissa rahat päätyvät sinne, missä niitä eniten tarvitaan? Nämä takuut pitäisi sisällyttää tähän sopimukseen ennen kuin elpymisrahasto ja monivuotinen rahoituskehys hyväksytään. La parola al presidente Michel per la sua... Ja nyt puheenvuoron saa puheenjohtaja Michel, niin tähän voi vastata. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, kiitos näistä puheenvuoroista ja viesteistä, joita kuulimme. Metodologiaa nyt en aivan hyvin ymmärrä, kun ajattelen Murasanin puheenvuoroa. Yhteistyö Eurooppa-neuvoston, komission ja parlamentin välillä on sellaista, jota me jatkamme. Emme toimi pelkästään virallisesti niin kuin tänäänkin, vaan jatkossakin teemme työtä, jotta tämä läheinen vuoropuhelu jatkuu. Kaikkien täytyy osoittaa luovuutta, innovointikykyä, jotta lähentymistä tapahtuu. Emme voi vain toistella uhkaavalla tavalla kerta toisensa jälkeen näitä samoja uhkauksia. Nyt tarvitaan kykyä saada tämä suunnitelma aikaiseksi. Sanon tämä hyvin selkeästi. Eurooppa tarvitsee nyt so- vankkuutta, vahvaa pohjaa tälle suunnitelmalle. Ne, jotka täällä esittävät sitä, että tässä käännyttäisiin ikään kuin nationalistisesti sisäänpäin ja se olisi oikea ratkaisu, niin he ovat väärässä. Me tarvitsemme eh, vankkoja, vahvalla pohjalla olevia jäsenvaltioita ja Euroopan unionia, joka voi viedä tätä kunnianhimoista tavoitetta eteenpäin. Meillä on oltava selkeä visio siitä, mihin suuntaan olemme menossa. Se meillä on. Meillä on eh, digitaalisuus, ympäristökysymykset, nämä ovat meidän prioriteettejamme. Nyt meidän on sattuman kautta päätettävä myös MFFstä. Meidän on otettava budjetista opiksi eh, myös tämän kriisin hoidossa, koronakriisin hoidossa. Ja samanaikaisesti eh, käynnistetään tämä aivan poikkeuksellinen, ainutlaatuinen rahasto. Edustaja Hajer on mielestäni oikeassa omista varoista. Tämä on tärkeä kysymys. Euroopan hankkeessa nyt olemme melko moisessa käännepisteessä. pisteessä Poliittisesti totta kai tilanne on vaikea, koska meillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten tätä keskustelua tulisi käydä omista varoista. Ja olen kuullut eri poliittisten perheiden näkemyksiä. Ne ovat edustettuna myös neuvostossa aivan samalla tavalla kuin parlamentissakin. Näkemykset ovat erilaisia. Haluan kiittää edustaja Lambertsia. Hän peräsi realiteetteja ja maalaisjärkeä meillä on toimielimiä, joissa päästään eteenpäin tiettyjen enemmistöjen kautta. Parlamentti toimii yhtenäisesti ja samaa viestiä täällä kuulimme. Parlamentin enemmistöllä on olemassa yhteinen kanta ja tämä on hyvä merkki, ja jonka otan huomioon. Neuvostossa meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta saisimme aikaiseksi yhteinen, yhteisen kannan. Ei se helppoa ole, mutta tähän minä kuitenkin pyrin. No sitten oikeusvaltio ja yhteiset arvot. Useat ovat todenneet, että täytyy varmistaa, että oikeusvaltio perusarvot varmistetaan. Sehän on, nehän ovat tämän hankkeen selkärankana. Me otamme tämän huomioon. Meidän täytyy poliittisesti päästä eteenpäin oikean suuntaan myös tältä osin. Ja loppuun totean vielä, että omasta näkökulmastani tämä kriisi on paljastanut myös sen, että – Vaurautta ei voida mikata, mitata vain jollakin tietyllä indikaattorilla, vaikkapa määrällisellä kasvulla. Vuosikymmenten aikana olemme nähneet, että edistys tarkoittaa sitä, että on BKT-prosenttiosuus, mutta sekään indikaattori ei riitä. Meidän on konkreettisesti saatava tämä vauraus näkymään kansalaisten elämässä niin, että heidän elämänsä on parempaa kuin mitä se on ollut aiempina aikoina, edellisenä vuonna – Eli tarvitaan tällaista muutos, transformaatioprosessia. On pohdittava sitäkin, millä tavalla tämä muutos toteutuu niin, että saamme sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia, niin että käymme tätä keskustelua demokraattisesti. Sen kautta me määrittelemme ne tavoitteet, joita kohti haluamme Euroopassa yhteiskuntina edetä. Miten otamme oppia esimerkiksi ympäristökysymysten hoidossa, eriarvoisuuden poistamisessa emme halua syrjintää. Nämä ovat sellaisia muuttuja, joita on mitattava silloin, kun mittaamme edistystä tässä Eurooppa-hankkeessa. Sen tulee saattaa ihmisiä yhteen eikä luoda uusia jakolinjoja. Kiitos. Michel. Kiitoksia puheenjohtaja Michel. Keskustelu jatkuu. Edustaja Novakov, yksi minuutti. Благодаря, господин председател. Ще говоря на майчиния си български язик. Kiitos, puhemies, puhun äidinkieltäni bulgaria. 60 sekuntia ei ole riittävästi todellista puhetta puhetta, puheen pitämistä varten. Mutta se, mitä me Bulgariasta ajattelemme, on, että tarvitaan enemmän tekoja ja vähemmän sanoja. Kaikkea hyvää Saksan puheenjohtajakaudelle. Se alkaa keskellä COVID-19-kriisiä ja sillä on myös vaikea eh, tehtävä puuttua toiseen kriittiseen kysymykseen, joka saattaa tuoda mukanaan uuden kriisin. Eh, puheenjohtajakaudella on kaksi tavoitetta. Ihmisten terveys eh, ja henki ja työpaikat ja talous. Eh, en tiedä unionin terveydestä, mutta COVID-19 on ilmeisesti vaikuttanut sen eh, maalaisjärkeen. Liikkuvuuspaketti on esimerkki siitä. Minulla on kysymys eh, kaikille kollegoille, jotka äänestävät sen puolesta. Tiedättekö, minkä puolesta te äänestätte? Oletteko lukeneet sen? Ja te sanotte, että suojelette työntekijöiden oikeuksia. Sitä minäkin haluan. Mutta tässä tapauksessa on kyse siitä, että saako tehdä työtä ollenkaan ja saako palkkaa. Te ette paranna työskentelyolosuhteita säännöillä, joilla ei ole mitään Äh, se ole mitään järkeä, eikä ilmasto-olosuhteita paranneta tuhansien rekkojen avulla, jotka tyhjänä ajavat ympäri Eurooppaa. Olisi häpeällistä, jos parlamentti hyväksyisi tämän, koska komissio on sanonut, että se harkitsisi uudelleen pakettia, jos ää, äh, sitten mietitään näitä, ää, äh, meidän, jos halutaan valita hyvän ja huonon välillä, on nähtävä ero niiden välillä. Grazie Presidente. Kiitoksia puhemies. Seuraavassa huippukokouksessa on tavoite, tärkeä tavoite päästä yhteisymmärryksen elpymisrahastosta ja monivuotisesta rahoituspuitteista heti. Parlamentin ehdotus komissiolle on äh, lähtökohta eikä päätöskohta. Jos joku neuvosto ajattelee, että äh, tämä äh, parlamentti hyväksyy mitä tahansa, niin se ei ole totta. Parlamentti hyväksyy kaiken, hylkää kaiken sen, joka on huonompi kuin mitä meillä nyt on pöydälle, koska meidän on osoitettava rohkeutta tänä päivänä. Tuhannet kansalaiset vaativat sitä meiltä, jotka ovat kärsineet pandemiasta. Vain jos käynnistämme uuden integraatio vaiheen voimme olla vahvempia tämän kriisin jälkeen. Tarvitaan uusia omia varoja, kuten esimerkiksi äh, veroja äh, verkkojäteille ja meidän on pyydettävä rahaa niiltä, jotka ovat tähän mennessä äh, maksaneet liian vähän suhteessa kansalaisiimme ja yrityksiimme. Tämä on valtaisa historiallinen haaste ja meidän on oltava sen tasolla me olemme kansalaisten puolella parlamentissa. Nyt neuvoston on osoitettava, että se on sitä myös. Kiitoksia. Mr. Kiitos edustaja Vilimski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät näistä herrat, muutamien kuukausien pakkokeskeytyksen jälkeen nyt on nähtävissä voimakkaammin se, miten voimaton Euroopan unioni monilla alueilla on ja miten järjetön se itse asiassa monilla alueilla on. Ja kotimaassa, sieltä kun tarkastelee tätä Euroopan tason toimintaa, väistämättä päätyy siihen tulokseen, että siellä, missä kansallisvaltioiden toiminta vielä on mahdollista, on paljon enemmän mahdollista kriisinhallinta kuin täällä. Yleisesti ottaen tulee myös siihen tulokseen, että Euroopan unioni ei monessakaan tapauksessa ole ongelmien ratkaisija, vaan enemmänkin vain vauhdittaa ongelmia koska kansainvälistyminen, globalistuminen itse asiassa on vastuussa monista ongelmista. Ja tätä taustaa vasten niin se, että nyt väärinkäytettäisiin tätä rahoituskehystä niin, että koronakriisin myötä siirrettäisiin enemmän rahaa, voima, voimaa, päätösvaltaa. Brysselin on väärä tie nettomaksajamaan. Itävallan edustajana voin sanoa, että ei senttiäkään lisää Brysselin päätösvalta takaisin jäsenvaltioihin. Se on oikea tie. For one minute, Mr. And- Edustaja olkaa hyvä, yksi minuutti. Zeit, dass die Staats- und on aika, että hallitusten ja valtionpäämiehet lähtevät poteroistaan. Me vihreät mittaamme huippukokouksen tulokset siitä, kuinka hyväksi se on tulevaisuudelle. Meillä ei ole sama se, miten 1,8 miljardia euroa käytetään. Tämän täytyy sopia yhteen Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Fossiilisia polttoaineita ei saada tukea. Hallitusten päämiehet, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatteita vastaan, eivät saa enää saada tukia. Nämä rahat on annettava paikallisille kansalaisjärjestöille ja pormestarille lobbareille. Älkää tehkö huippukokouksessa mitään kompromissia, jotka haittaavat ilmastoa ja demokratiaamme. Älkää leikatko monivuotista budjettia, jotta saadaan kompromissi näille ö, saidoille neljälle. Ö, ilmastonsuojelu mutta dem- ja demokratia ovat jatkuvia tehtäviä. Sitä ei voida rajoittaa vain kolmeen tai neljään vuoteen. Olkaa rohkeita ja osoittakaa vastuuta. One minute, Mr. Kiitos edustaja Korrao. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Nyt seuraava neuvoston kokous on oleellisen tärkeä Euroopan kannalta. Me näemme, kuinka erot jäsenvaltioiden välillä syvenevät ja kansalaisten luottamus murenee. On ymmärrettävää, että solidaarinen elpymissuunnitelma äh, tarvitaan ja sen on oltava kunnianhimoinen. Myös Euroopan parlamentilla on oltava tässä oma rooli. Tarvitaan riittävät varat reaalitalouden tueksi, äh, kestävien investointien tueksi, jotta voidaan taistella esimerkiksi äh, verokilpailua mm, vastaan. Emme voi tyytyä siihen, että pienennämme tätä tasoa, niin kuin jotkut jäsenvaltiot vaativat. Ne haluavat, että käyttäisimme säästöpolitiikan keinoja, esimerkiksi tätä vakausrahastoa. Von der Leyen komission johdossa ja saksalaiset, esimerkiksi Merkel, ovat todenneet, että tätäkin voitaisiin käyttää, mutta tämä on minusta huono tapa johtaa tätä Eurooppaa. Kiitos. For one minute, Madam Niebler. Edustaja Niebler, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin budjetista. Se, että budjettia pienennettäisiin, kun neuvostossa keskustellaan, ei käy ollenkaan. Kollega Muresan viittasi jo siihen, että se heikentää pitkällä tähtäyksellä Euroopan unionia ja se heikentää myöskin parlamentin osallistumismahdollisuuksia, mitä me emme voi hyväksyä. Mitä tulee sitten tähän elpymissuunnitelmaan? Me tarvitsemme eh, jälleenrakennussuunnitelmaa, joka on kunnianhimoinen siitä syystä, että miljoonat ihmiset ovat menneet työpaikkaansa, miljoonat ihmiset ovat nyt teke, tekemässä lyhyempää työpäivää. Ja jos me nyt epäröimme, ensimmäiset yritykset menevät vararikkoon ja tätä kautta katavat työpaikat ennen kuin ylipäätään Euroopasta tulee apua. Tämä ei voi olla järkevää, joten on päästävä nopeasti yksimielisyyteen. Ja toiseksi, jos me nyt olemme säästäväisiä, maksaa se meille viime kädessä kaksi kertaa, kenties kolme kertaa enemmän. Ja meidän pitää nyt huolehtia siitä, että me katsomme ennen kaikkea tulevaisuuden kenttiä, jotka ovat oikeita, eli investoimme kansalaisten taitoon, infrastruktuurin rakentamiseen ja niin edelleen. Ja että ettei meitä kansa, lapsillemme pelkästään velkaa tai maksusuunnitelmaa, vaan että hyväksymme nyt jo takaisinmaksusuunnitelman ja että tuo suunnite- maksu, takaisinmaksaminen käynnistyy jo ennen kuin tämä rahoituskausi päättyy, mikä on varmasti myöskin tärkeää joillekulle tämän suostumuksen antamiseksi. Moreno Sanchez. Edustaja Moreno Sanchez, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Meidän Euroopan integraation projekti on nyt ratkaisevassa hetkessä. Nyt tarvitaan historiallisia vastauksia. Euroopan unionin ja ja Ranskan hallitus, jossa ovat mukana voimakkaasti myös sosiaalidemokraatit, merkitsee sitä, että yhteisessä toisessa huippukokouksessa kaikki eurooppalaiset me voisimme päästä ulos tästä kriisistä ja kohti elpymisen suunnitelmaa, joka on kunnianhimoinen, joka tulee voimaan mahdollisimman pikaisesti. On myöskin tullut hetki ottaa käyttöön lisää omia varoja, jotka mahdollistavat sen, että voidaan saada tukea kansalaisille ja yrityksille siinä muodossa, kun he sitä tarvitsevat. Ja on myöskin tullut hetki hyväksyä sellainen maahanmuuttopaketti, joka merkitsee sitä, että saadaan aikaan myöskin laillisen maahanmuuton väline, joka on väline, vaan torjua laitonta maahanmuuttoa. On otettu, Valentiassa otettu vastaan 2015 tuhansia maahanmuuttajia. Nyt puheenjohtaja äh, von der Leyen, kaksi saksalaisnaista voivat yhdessä toimia, niitä sanakaan historiaa, johon he voivat seurata Willy Brandtin ja Koolin eurooppalaista linjaa. Kiitos. Thank you for... Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Huhtasaari, olkaa hyvä. Last month. Hyvä puhemies. Viime viikolla komission nettisivulla sanottiin, että EU ei saa rahoittaa budjettiaan lainanotolla. Nyt tämä rajoitus, että että velka ei saa ottaa, on sieltä poistettu. Oikeusvaltio on vitsi EU:ssa, koska EU ei noudata sitä. Ikuinen kysymys siitä, että keneltä rahat otetaan ja kenelle ne annetaan niin von der Leyen korostaa sitä, että jäsenvaltioiden ei pitäisi ajatella omaa etuaan, vaan yhteistä etua. Mikä on yhteinen etu? Vuonna 2011 se oli Ranskan ja Saksan pankit. Nyt meidän pitäisi tukea Italian ja Ranskan pankkeja. Kuinka paljon maiden on ensin ylivelkaannuttava ennen kuin tämä hulluus päättyy? Minute, Yksi minuutti. Edustaja Kohma, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, Kyse on historiallisesta hetkestä, sen me ymmärrämme. Nyt kriisi on sosiaalinen, demokraattinen, taloudellinen. Se koskee myös toimielimiä. Meidän täytyy suojella eurooppalaisia, heidän työpaikkojaan ja talouksiamme. Ja totta kai täytyy huolehtia myös ympäristöstä. Eurooppa ja sen varat ovat nyt kuitenkin neuvoston jäsenvaltioiden kaupankäynnin kohteena – Meillä ei ole omia varoja ja olemme näin ollen kansallisen egoismin vankeja. Omien varojen käyttöönotto tarkoittaisi meille rahoituskapasiteettia ja poliittista toimintakapasiteettia. Näin voisimme suojella myös olemassa olen oikeutustamme historiallisina toimijoina. Jos me jatkamme kykenättömyyden tiellä, niin tästä jatkona on sitten se, että koko Eurooppa hanke lieventyy ja kansat tästä viime kädessä kärsivät. Mr. Tajani, for... Edustaja Tajani, yksi minuutti. Virus, eh, signor Presidente, Puhemies, koronavirus on kyseenalaistanut Euroopan unionin henkiin jäämisen keskuspankin toiminta ja investointipankin toiminta on ollut hyvä ja samoin äh, se, että on nyt äh, kohta tukeaksemme meidän äh, terveyttämme ja Italian on nyt käyttävä määrärahoja terveydenhuollon parantamiseen myöskin, jos ajatellaan toista koronaviruksen aaltoa, mutta nyt ei voida ottaa askelta taaksepäin, ei voida tehdä mitään mitään heikentävää kompromissia huippukokouksessa 17.–18. heinäkuuta. Meidän täytyy aivan välttämättä puolustaa komission alkuperäistä ehdotusta ne pohjoisen valtiot, jotka ajattelevat, että voivat lukea, leikata näitä toimia ja sillä tavoin tukea kasvua ovat väärässä. Meillä täytyy olla investointeja, meillä täytyy olla lainoja, jotta voimme mahdollistaa sen, että teollisuus, maatalous ja pk-yritykset pystyvät nousemaan jaloilleen tämän kriisin jälkeen jälkeen. Olisi virhe, jos emme sitä tekisi. Se olisi vaaraksi koko unionin äh, henkin jäämiselle. Kiitoksia. Thank you. One minute. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Marques, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Minä sanoin jo aiemmin ja toistan se, että tämä komission kokonaisehdotus monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja eh, jälleenrakennussuunnitelmaksi on luova, innovatiivinen esitys ja meidän pitää onnitella komissiota siitä, että se on löytänyt vaadittavat vastaukset sopimusten puitteissa. Tämä on perusta toivotulle eurooppalaiselle vastaukselle kriisiin, välitön vastaus, mutta myöskin jotakin sellaista, joka mahdollistaa sen, että talous elpyy ja, ja on tärkeää, että komissio on käyttänyt tähän artiklaa 324. Tämä on pilari, joka on edennyt aivan liian hitaasti tässä kriisissä. Euroopan parlamentti enemmistöllään on löytänyt yksimielisyyden ja Eurooppa-neuvoston kautta on nähtävissä, että tämä kirjallisuus toivottavasti tulee myöskin pakottamaan valtioiden hallitusten päämiehet pragmaattisuuteen, mutta kuitenkin tämä Jälleenrakennussuunnitelma merkitsee sitä, että taloudesta päästään ulos, mutta tarvitaan myös monivuotinen rahoituskehys, joka on avain ajatellen tulevia sukupolvia. Thank you. Mr. Edustaja Piper, yksi minuutti. Vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia, puhemies. Eh, herra Sefcovic, 750 miljardia euroa lisää EU-budjettiin. Tämä on aivan valtaisa poliittinen vastuu, vastuu siitä, että käytämme nämä määrärahat järkevästi. Järkevästi se tarkoittaa ainoastaan, että nyt kun toimimme solidaarisesti, miettii äh, korona-ajan äh, jälleenrakentamisessa, että investoimme nuorison tulevaisuuteen ja ekologisen tulevaisuuteen. Äh, hyvät naiset ja herrat, minä luotan hyvin vähän tähän eurooppalaiseen talouden ohjausjaksoon ja on hyvin paljon puhuvaa, että herra Michel ei ole täällä enää keskustellakseen kanssamme. Toivottavasti rahoituskeskusteluissa tilanne on eri. Tämä eurooppalainen ohjausjakso, on, sitä voidaan joustaa vaikka kuin paljon ja loppujen lopuksi ne maksavat, jotka eivät ole uudistuksia tehneet moneen vuoteen. Me tarvitsemme siksi äh, äh, kiintiön tulevaisuuden aiheita varten, Erasmus, digitaalinen äh, muutos. Me haluamme veto-oikeuksia ja valvontaoikeuksia Euroopan parlamentille. Lisäarvo ja eurooppalainen ohjausjakso eivät saa olla ristiriidassa keskenään kriisissä. Me saamme takkuun tälle vain, jos Euroopan parlamentti otetaan voimakkaammin mukaan. Kiitoksia. Mr. Tang for... Edustaja Tang, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Uh, in tijden van coronabeperkingen en... Niin. Koronan vaikutus ja talous, joka toimii, on se, mitä ihmiset vaativat. Ihmiset haluavat ratkaisuja, eikä mitään jakolinjaa etelä ja pohjoisen välillä. Se, mikä eniten, jotka eniten hyötyvät tästä elpymisrahastosta ovat moni voi yritykset, koska ne tulevat hyötymään siitä, että he tekevät investointia markkinoille, mutta he ne tuskin osallistuvat tähän äh, rahastoon. Ne voisivat kuitenkin osaltaan antaa maksun osuutensa tähän siitä, että voivat olla mukana yhteismarkkinoilla ja ennen kaikkea, että että nyt eivät joutuisi maksamaan sitten muut tahot tätä. Täytyy olla ehtoja, jäsenvaltioille ja yrityksille. Investointien, joita Eurooppa rahoittaa, täytyy olla kestäviä investointeja, eivätkä koskaan saa olla ihmisen ja ympäristön kannalta kestämättömiä. On pystyttävä saman ottaa huomioon myöskin Alankomaiden intressit ja eurooppalaiset intressit, jotta saadaan aikaan Eurooppa, joka kukoistaa. You, Madam Holmeier. Edustaja Holmeier, yksi minuutti, olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Sen jälkeen kun meillä nyt on tällainen valtaisa rahoituspaketti edessämme, niin minäkin haluaisin selvästi sanoa, että Euroopan talouden ohjausjakso ei siihen sovi. Näemme nyt oikeusvaltioperiaatteen suhteen, miten jäsenvaltiot äh, kohtelevat komission suosituksia. Me tarvitsemme konkreettisia äh, mahdollisuuksia, jotta Euroopan parlamentti pystyy valvomaan näitä määrärahavirtoja, hankkeiden laatua, äh, niitä, jotka näitä määrärahoja saavat. Me voimme tarkistaa nämä asiat? Teemme sen sitten äh, eri valiokuntien tasolla vai tekeekö sen sitten talousarvion valvontavaliokunta? Äh, meidän on nyt mm, päästävä moderniin aikaan, kun on kyse eh, tiedon siirrosta rahoituskysymyksissä. Me tarvitsemme digitaalisen järjestelmän, joka oikea-aikaisesti eh, välittää kaikki tiedot ja myöskin julkaisee kaikki edunsaajat eh, niin, ettei kuten tähän päivään mennessä äh, on ollut. Meidän tarvitsee odottaa kuukausia äh, tiedon saamista ja tehtävä tutkintaa, jotta saamme riittävästi äh, tietoa hankkeista ja niiden rahoituksesta. Mr. Karas. Edustaja Karas, yksi minuutti, olkaa hyvä. Menetään minun... Puhemies, hyvät naiset herrat. Hallitusten valtioiden päämiesten tapaaminen on lakmuskoe ajattelee niitä mitä tavoita, jotka on, ja sitä, että tunnustetaan ne välttämättömyydet, jotka Orva Merkel tänään esitteli. Tämä parlamentti tukee perusperiaatteita, peruslähtyskohtaa, joka Saksalla puheenjohtajavaltiona on, mutta emme tätä voida sanoa kuitenkaan kaikkien muiden valtioiden päämiesten, hallituksen päämiesten puheen kommenteista on, on saatava aikaan yhteinen näkemys Euroopasta. Säästämisen punakynällä ei saada tuhota tulevaisuutta ja näyttää kohtaa arvot, yhteenkuuluvuus, ilmasto, digitaalinen ja itsetietoinen Eurooppa maailmassa. Se, joka nyt huomaa, että aika alkaa loppua, sulkee silmänsä taloudellisilta, sosiaalisilta, ekologisilta ja demokratiapoliittisilta vaikutuksilta, joita nykykriisillä on, ja globaaleilta haasteilta, jotka ovat edessämme, joka ei näe sitä, että kysymys on siitä, että tarvitaan epätavallisen rohkeaa solidarisuuden toimintaa. Hän ei ole täysin, ajattelen solidaarista yhteisvastuutaan, ajatellen Euroopan tulevaisuuden osalta täysin tietoinen siitä, mitä se merkitsee. Se, joka tässä nyt pyrkii jotenkin vesittämään tai olemaan epäröimä, on vastuussa suhteessa seuraavien sukupolvien suhteen Euroopassa. Se, joka pyrkii tätä hyödyntämään halvasti sisäpolitiikassaan, tulee vaarantamaan eh, kaikkea Euroopassa, joka joudutaan varmastikin maksamaan paljon suurempina summina takaisin. Edustaja Kristoforu, olkaa hyvä. Puhemies, toivottavasti tuleva neuvoston kokous on historiallinen luonteeltaan. Ei voi olla niin, että tämä toimenpidepaketti siellä sitten vain hylättäisiin. Nyt kyse on siitä, haluaako unioni päästä eteenpäin ja taata tulevaisuuden myös tuleville sukupolville. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että ei saa käydä niin, että syntyy jakolinja pohjoisen ja etelän välille. Jos etelä Ajautuu konkurssiin, niin tämä vaikuttaa koko Eurooppaan ja antaa sitten vain vettä myllyyn populisteille. Totta kai mm, oikeusvaltion periaatteita on noudatettava. Ei pidä antaa euroakaan sellaiselle maalle, joka ei kunnioita perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Ennen kaikkea tässä mieleen tulee Turkki. Se rikkoo ihmisoikeuksia, myös kulttuurisia ja uskontoon liittyviä perusoikeuksia. Aja Sofiasta äh, halutaan nyt tehdä museon sijaan moskeja. Toivottavasti tämäkin on se esille. For one minute. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Lyjen, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitos, puhemies. Elpymissuunnitelmaa ei voida toteuttaa ilman luottamusta kansalaisten taholta. Useat jäsenvaltiot ovat vaikeuksissa. Luottamus toteutuu niin, että Euroopan suvereniteettia lisätään esimerkiksi puolustuksen, turvallisuuden, elintarviketurvallisuuden ja terveydenhuollon alalla. Näille sektoreille täytyisi toiminta suunnata, jotta saamme vahvuutta Eurooppaan. Me tarvitsemme myös vahvistettuja omia varoja. Osa näistä voisi tulla sitten hiiliveroilta, äh, hiiliverojen kautta, tai sitten äh, internetjättejä verottamalla. Tarvitaan autonomiaa ja suvereeniutta myös komission suunnalla, koska tietyt jäsenvaltiot sitten ikään kuin pelailevat koko Euroopan tulevaisuudella

Minä olin aika pit, pitkäkäyttäessäni alkupuheenvuoroita voin toimia nyt lyhyissä naisemmin ja reagoida neljään tärkeimpään esille kysymykseen, jotka ovat nousseet esille. Ensinnäkin se, että on tunne kiireellisyydestä, joka mainitsi herra Muresan, myöskin herra Lamberts, herra Andresen, joka viittasi tähän ajan kulumiseen ja myöskin herra Tajani puhui siitä, miten tärkeää on lähettää voimakas viesti nyt. Ja minusta tämän tulisi olla ehdoton prioriteetti meidän johtajillemme. Me emme voi enää odottaa. Meidän täytyy saada aikaan sopimus seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. Olisi nimittäin tämä paras vastaus, jonka voimme antaa kansalaisillemme. Se olisi paras vastaus myöskin kriisiin. Se auttaisi meitä varmistamaan työpaikkoja ja se olisi myöskin tärkeä merkki globaaleille kumppaneillemme rahoitusmarkkinoille – ja teollisuuden edustajille, että Eurooppa on palannut, että Eurooppa on säilynyt kriisistä, että Eurooppa tai käyttöön uutta politiikkaa ja Eurooppa nousee kriisistä voimakkaampana kuin se oli kriisin alkaessa. Sitten kommentteja oli myöskin, jotka viittasivat sosiaalisiin näkökantoihin ja politiikkaan, jolla pitäisi varmistaa se, että että saamme perustaa vihreälle ja digitaaliselle siirtymälle yhdessä vastustuskykyisyyden kanssa. Ja oli kysymyksiä siitä, miten tämä voitaisiin organisoida. Minä haluan varkuuttaa kaikille parlamentin jäsenille, että tämä el- elpymissuunnitelman laativat jäsenvaltiot itse. Totta kai me haluamme varmistaa sen, että kysymykset nämä laajat kysymykset, joita on syntynyt kaikissa jäsenvaltioissa, vuosien aikana, että kaikki näihin ongelmiin puututtaisiin, että päästäisiin eroon niistä ja että myöskin saavutettaisiin vastustuskykyä, joka olisi voimakkaampaa jäsenvaltioissa ja koko Euroopan unionissa. Totta kai komissio tulee olemaan vuorovaikutuksen jäsenvaltioiden kanssa. Ja totta kai me tulemme ilmoittamaan Euroopan parlamentille, kuten aina teemme, silloin, kun on kysymys erilaisista kuulemisista, rakenteellisista vuoropuheluista ja kuulemisista, joita järjestää, jotka liittyvät Euroopan talouden ohjausjakson prosessiin. Ja totta kai parlamentti pystyy seuraamaan varojen käyttöä ja, ja tällä hetkelläkin näin on, kun me nyt tarkastelemme varojen käyttöä vuosittain. Tämä on myös se, mikä liittyy herra Obrin, rova Obrin, herra Piiperin ja herra rova Olmarin puheenvuoroon, jossa puhuttiin siitä, että tämän prosessin pitää olla avoin ja että parlamentti on mukana asia, kuten edustaja Marques aivan oikein totesi, nyt on ensimmäinen johtajien kokous artiklan 324 pohjalta ja kuten sanoin alkupuheenvuorossani, me olemme valmiita tekemään ehdotuksen institutionaalisesta julkilausumasta, joka selkeä, tosi selkeät puitteet siitä, miten näemme läheisen yhteistyön ja instituutioiden kesken silloin, kun on kysymys siitä, miten pannaan toimeen tätä Next Generation EUta, seuraavan sukupolven EUta ja monivuotista rahoituskehystä. Rova Virkkunen viittasi, hän oli viimeinen puhuja, mutta myöskin eh, edustaja Benife puhui, samoin edustaja Eijer, eh, jotka puhuivat omista varoista. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys siksi, että meidän täytyy ehdottaa uusia tapoja sille, miten me maksamme ne rahat, jotka kerätään rahoitusmarkkinoilta ja joilla rahoitetaan meidän eh, kestokyvymme ja elpymisemme rahastoa. Me olimme keskittyneet myöskin päästökauppajärjestelmään ja, ja myöskin hiilipäästömekanismiin, äh, mutta tärkeää on myöskin ajatella sitä, miten katsotaan sitä, miten yritykset pääsevät Euroopan markkinoille. Myöskin digitaalivero on kysymys, jota otan esille, ja myöskin muovivero ja eräät muut ajatukset, jotka ovat nousseet esille eh, tämän prosessin aikana. Mitä me haluamme esittää on, että me olimme valmiita harjoittamaan työtä tiekartan osalta, miten me haluamme päästä eteenpäin, mitä me haluamme esittää, miten me haluamme käydä keskustelua näistä mahdollisista uusista varoista, koska me tiedämme, että tämä on tärkeää tälle parlamentille, mutta myöskin hyvin tärkeää kansallisille parlamenteille, sillä sehän tiedätte, että jos me haluamme lisätä, korottaa meidän varojemme ylärajaa, siihen täytyy saada tuki kaikilta jäsenvaltioilta, niiden kansallisilta parlamenteilta. Lopuksi haluaisin päättää kiittämällä siitä, että sain teidän tukenne, että tekin täälläkin valitsee tämä kiireellisyyden tunne, että olet halukkaita yhteistyöhön dynaamisella tavalla. Tätä tullaan tarvitsemaan seuraavan ohjausjakson aikana ja odotan mielenkiinnolla keskusteluja vastaisuudessa. Ja vielä kerran olkaa varmoja siitä, että Euroopan parlamentti otetaan asianmukaisesti huomioon. Kiitos varapuheenjohtaja Sefcovic. Tämä keskustelu päättyy nyt, hyvät kollegat, ja istunto keskeytetään. Jatkamme kello 19. Kiitos.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

1, 2, 3. Nämä päätökset kirjataan tämän päiväisen istunnon pöytäkirjaan ja tulee voimaan päivänä, jona tämä ilmoitus annetaan. Ranskan tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat osoittaneet puhemiehelle Jean-François Elkin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Pariisin yleisessä tuomioistuimessa käynnissä olevan tutkinnan yhteydessä. Pyytön on, pyyntö on työjärjestyksen mukaisesti lähetetty käsiteltäväksi parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnassa, joka on asiasta vastaava valiokunta. Sitten neuvoston ja komission julkilausumat laajasta unionin politiikasta, jolla estetään rahanpesu ja terrorismin rahoitus. Ja tässä on kyse komission toimintaohjelmasta ja muista, muista ajankohtaisista kehityksestä. Mä totean kollegoille, että tässä keskustelussa ei ole mitään, ei hyväksytä mitään spontaaneja puheenvuoropyyntöjä. Ja näin ollen tämä keskustelu on sellainen, johon toivotan lämpimästi tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Dombromskin ja neuvoston puolesta herra Michael Rootin niin ikään äh, lämpimästi tervetuloa. Olkaa hyvä, että puhutte ensimmäisenä. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos oikein paljon, arvoisa puhemies. Arvoisat naiset ja herrat parlamentin jäsenet, tämä on ensimmäinen puheeni täällä olen ollut 22 vuotta jo oman alueeni parlamentissa Eurooppa-ministerinäkin useamman vuoden, mutta en ole saanut vielä puhua Euroopan parlamentissa, enkä tee tätä henkilökohtaisesti tietenkään, vaan neuvoston nimissä. Olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Odotan innolla tulevia kuukausia, olen aina käytössänne ja toivon, että voimme tehdä rakentavassa hengessä, mutta myös kriittisesti yhteistyötä. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen työ on yksi keskeisistä aiheista Saksan puheenjohtajakaudella. Kuten tiedätte, tämä on myös aihe, jota koko neuvosto pitää hyvin tärkeänä. Parlamenttineuvosto ja Euroopan komissio ovat viime vuosina tehneet läheistä yhteistyötä, jotta voitaisiin luoda tehokas järjestelmä, jolla voidaan taistella – rahanpesu ja terrorismin rahoitusta vastaan. Tässä kysymyksessä on saatu paljon aikaiseksi, erityisesti lainsäädännön alalla, ja siitä voimme tietenkin kiittää teitä teidän tekemänne työtä. Haluaisin muistuttaa rahanpesun vastaisen direktiivin muuttamisesta pankkipaketista asetuksista, joka koskee pankin valvontaa ja uusia sääntöjä, jotka koskevat rikosoikeudellisia kysymyksiä ja kun ajatellaan rikosten tutkintaa. Mutta hyvät naiset ja herrat, arvoisa puhemies, tässä ei nyt todellakaan kannata vielä mitenkään juhlia näitä tuloksia. Aivan liian usein vielä meitä muistutetaan siitä, että edelleen on rahanpesuepäilyitä, jossa osallisina vaikuttaisivat olevan eurooppalaiset pankit. Tällaista me voi hyväksyä. Tällä välin Euroopan unionin toimielimissä ja niiden keskeisessä yhteistyössä on käyty laajaa poliittista keskustelua tästä kysymyksestä siitä, minkälaiset puitteet meillä on rahanpesua vastaan ja terrorismin rahoitusta vastaan ja miten ne voisivat tulevaisuudessa olla vielä tehokkaampia. Mitä pitäisi tehdä? Miten voimme parantaa toimintaamme? Teidän päätöslauselmanne meidän päätelmämme ja komission tiedonannot ovat esimerkkejä siitä, miten tätä työtä on tehty, mutta lisää tarvitaan. Haluaisin mainita muutaman esimerkin, josta selkeästi käy ilmi se, miten olemme sitoutuneet tähän työhön. Vuonna 2018 joulukuussa neuvosto esitti konkreettista toimintaohjelmaa ja hyväksyi sen rahanpesun vastaisesta työstä ja noudatamme sitä edelleen. Vuoden 2019 joulukuussa neuvosto esitti strategiset päätelmät ja hyväksyi ne. Siellä komissiota pyydettiin etsimään keinoja, joilla rahanpesun vastaisessa työssä voitaisiin päästä pidemmälle harmonisoituun työhön ja pitäisi pohtia sitä, mitä etuja ja mitä haittoja sillä olisi, että olisi valvontataho eu tasolla. Tuodempana esimerkkinä meidän sitoumuksestamme voidaan mainita neuvoston päätelmät rahoitustutkinnan parantamisesta, eli 17. kesäkuuta hyväksytyt päätelmät. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän on edettävä tässä kysymyksessä. Asia kysymyksissä. 7. toukokuuta komissio on esittänyt toimintapakettinsa rahanpesun vastaiseen työhön. Siinä on komission toimintasuunnitelma ensinnäkin ja toisaalta siinä on hyvin tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia suunnitteilla vuoden 2021 alkupuolella esitettäväksi. Puheenjohtajan valtiona pidämme tätä toimenpidepakettia todella tervetulleena ja ehdottaisimme, että tämä tärkeä aihe otettaisiin uudestaan neuvoston esityslistalle. Erityisesti katsottaisiin komission toimintasuunnitelman perustoja, käytäisiin tarkempi keskustelu ja annettaisiin neuvoston päätelmät komissiolle, että komissio voisi jatkaa tätä työtä. Me toivomme, että nämä päätelmät voivat auttaa komissiota, kun komissio työstää näitä suunnitelmia ensi vuodelle. Jotta voisimme saada järjestelmän, jonka kautta rahanpesun vastainen ja terrorismin rahoituksen vastainen työ voisi toteutua mahdollisimman tehokkaasti. Tässä on parantamisen varaa tässä työssä varmasti edelleen. Hyvät naiset ja herrat, tähän mennessä myös valmistelujen yhteydessä ennen tätä liittyen käsittelyn kohta. Minusta tuntuu, että te jäseninä koko Euroopan parlamentti ja komissio, mutta myös neuvosto ymmärtävät yhtä hyvin, miten kiireellisessä kysymyksestä tässä puhumme. Toivon nyt kunnianhimoista poliittista lähestymistapaa, jotta tämä suuri rahanpesun ongelma Euroopan unionissa on ongelma, johon voidaan puuttua tehokkaammin kuin tähän mennessä. Oikein sydämestä kiitokset. Herzlichen Dank. Kiitoksia paljon. Sitten äh, varapuheenjohtaja Dombrovskis, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chair, uh, honorable... Puhemies, puheenjohtajavaltio Saksa, arvoisat kollegat. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla esittelemään komission lähestymistapa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Olemme selvästi sitoutuneet siihen, että torjumme likaista rahaa, suojelemme talouttamme ja rahoitusjärjestelmämme tulevaisuudessa. Ja tämä on yksi pääprioriteettejamme ja voin varmaan luottaa myöskin teidän täyteen tukenne. Komissio on täysin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että nyt on korkea aika luoda tehokas politiikka tällä alalla, jossa kaikki palaset sopivat yhteen ja myöskin yksityinen sektori ja viranomaiset ovat tässä mukana Komissio hyväksyi toimintasuunnitelman 7. toukokuuta politiikasta, jolla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Ja tämä monitahoinen suunnitelma sisältää toimia, joita komissio toteuttaa seuraavan vuoden aikana, jotta voidaan paremmin valvoa ja panna täytäntöön ja koordinoida EUn toimintaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Tavoitteena on sulkea porsanreikiä ja poistaa heikkouksia EUn tämänhetkisissä säännöissä. Ja kaikki rahavirrat, jotka ovat epäilyttäviä, kaikki yritykset, jotka on luotu ilman mitään varsinaista liiketoimintaa, ja kaikki epämääräiset tarjoukset ostaa esimerkiksi kiinteistöjä, kaikki nämä ovat mahdollisuuksia rikollisille, ja meidän täytyy puuttua niihin kaikkiin, missä niitä sitten esiintyykin. Ensimmäinen tavoite on se, että varmistetaan, että kaikki sekä julkisella että yksityisellä sektorilla noudattavat sääntöjä tarkkaan. Komissio tekee oman osansa. Olemme käynnistäneet monia rikkomusmenettelyitä varmistaaksemme, että on täysin sovellettu kahta päädirektiiviä MOD 4 ja MLD 5. Joulukuusta lähtien kolme jäsenvaltiota on viety tuomioistuimeen, koska ne eivät ole noudattaneet näitä direktiivejä, jotka liittyy rahanpesun torjuntaan. Olemme lähettäneet kolme perusteltua lausuntoa epätäydellisestä täytäntöönpanosta ja meillä on myöskin muodollisia ilmoituksia siitä, että ensimmäistä direktiiviä ei ole kunnolla pantu täytäntöön. Ja sitten on myöskin todettu, että kaikkia ilmoituksia kaikista jäsenvaltioista ei ole saatu direktiivin noudattamista noudattamiseen liittyen. Me tiedämme, että hyvin paljon ponnistuksia on tehty tietyissä jäsenvaltioissa, mutta näiden sääntöjen pitää olla tehokkaita. Ja siksi komissio toukokuussa ehdotti, että annettaisiin maakohtaisia suosituksia 11 jäsenvaltiolle tällä alalla. Ja Euroopan pankkiviranomaisella on nyt lisävaltuuksia ja uskon, että he käyttävät niitä täysimittaisesti. Ja seuraavassa vaiheessa me tarvitsemme elimen, joka jatkuvasti tekee tarkistuksia paikan päällä jäsenvaltioissa. Meidän täytyy parantaa ennaltaehkäiseviä toimiamme. Mutta meidän pitää myös mennä eteenpäin ja puuttua jäljellä oleviin heikkouksiin, ja otan nyt muutaman asian tässä esillä. Esimerkiksi verkossa tapahtuvaa rahanpesua esiintyy yhä enemmän – ja kaikkien val- jäsenvaltioiden viranomaisten pitäisi pystyä puuttumaan tällaisiin epäilyttäviin transaktioihin. Mutta toisaalta tiedämme myöskin, että kun ajatellaan tämänhetkistä sääntöjen täytäntöönpanoa, niin se ei ole paras mahdollinen vaihtoehto rehellisille yrityksille. Riskiin pohjautuvat säännöt voivat estää sen, että yritykset joutuvat kärsimään odottamattomista seuraamuksista – meidän ei pidä vaikeuttaa rehellisten yrittäjien elämää säännöillämme. Komissio on täysin samaa mieltä kansanne siitä, että kansalliset valvontaviranomaiset eivät pysty suorittamaan valvontaa yksinään. Tämä nyt on tullut selväksi, koska meillä on ollut joukko skandaaleita viime aikoina. Likaista rahaa liikkuu paljon. Jos, jos siihen puhutaan yhdessä jäsenvaltiossa, niin se siirtyy sitten toiseen jäsenvaltioon meillä pitää varmistaa, että likaisella rahalla ei enää ole piilopaikkoja. Ja meidän täytyy tästä syystä harjoittaa valvontaa EUn tasolla. Ja EUn valvontaelin saisi valvonta valtuudet rahoituslaitoksiin ja saavat myöskin valvoa muuta kuin rahoitusalaa. Tämä on mahdollista. Tämä on tullut esiin neuvotteluissamme ja ehkä ehdotamme uutta virastoa tai sitten lisäämme pankkiviranomaisen toimintavaltuuksia riippuen vähän siitä palautteesta, jota saamme ja omista arvioistamme. Mutta jos pankkiviranomainen on myöskin valvontaviranomainen, niin silloin kaikkia näitä sääntöjä ja toimia pitää kuitenkin huomattavasti parantaa. EUn valvontaviranomainen ei pysty kuitenkaan varmistaa sitä, että näitä sääntöjä sorretaan, ellei Tähän liitetään muita tukitoimenpiteitä ja niitä tarvitaan kolmella alalla erityisesti. Ensinnäkin parempi ennaltaehkäisy ja rahanpesun torjunta. Tämä saa tukea Euroopan syyttäjäviranomaiselta, Europolilta ja Eurojustilta, mutta myöskin pitää paremmin suojella väärinkäytösten paljastajia kattavilla säännöillä, jotka jäsenvaltioiden on siirrettävä lainsäädäntöönsä ensi vuoden loppuun mennessä. Ja lisäksi meillä on mekanismi, jolla tarkastellaan sitä, miten puututaan epäilyttäviin rahavirtoihin ja sitten koordinoimme näitä analyysejä jäsenvaltioiden välillä. Me tiedämme, että liian paljon rahanpesua tapahtuu rajat ylittävällä tavalla. Ja ongelmat eivät lopu EUn rajoille, joten meillä pitää olla voimakkaita sääntöjä myöskin kolmansissa maissa. Mutta kaikissa maissa tällaisia järjestelmiä ei kuitenkaan ole. Kun ajatellaan nyt näitä uusia toimia, niin EU pystyy nyt ryhtymään toimiin. Ja haluaisin kiittää sekä Euroopan parlamenttia että neuvostoa, kun ajatellaan delegoitua säädöstä liittyen korkean riskin listaan kolmansista maista, joka juuri astui voimaan. Eli lopuksi, jotta voidaan torjua rahanpesua, meidän täytyy toimia monella tasolla samanaikaisesti – Komissio on täysin valmis hoitamaan osansa ja varmistamaan, että sisämarkkinat ja rahoitusjärjestelmä on suojeltuja rikollisilta. Ja haluamme kiittää parlamenttia siitä, että se on johtanut tätä keskustelua tähän menestyksekkääseen päätökseen. Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Sitten aloitamme keskustelun. Il-ħasil tal-flus hu kruċjali għan netwerks kriminali biex jagħmlu profitti b'mod illegali. U bħal Unjoni hemm bżonn li nkunu aktar b'saħħitna fil-ġlieda. Kiitos. Meidän täytyy olla tiukempia taistelussamme rahanpesua vastaan. Ei se riitä, että on lainsäädäntöä kirjattuna rahanpesusta, vaan lakeja on täytäntöönpantava. Usein rikollisjengit pystyvät jatkamaan työtään. Ilman, että se, vaikka selkeästi nähdään, että on rikottu sääntöjä. Voi olla niin, että tilintarkastajat esimerkiksi eivät noudata sääntöjä. Ja jos toimielimet eivät lähde tutkimaan rahanpesu- ja korruptioepäilyitä, niin silloin tutkivat toimittajat tuovat julkin näitä rikoksia, kuten Daphne Rwana Galicia joutui maksamaan kovan hinnan näistä tutkinnoista. Emme voi jättää näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Iago. Kiitoksia. Seuraavaksi Eero Heinäluoma. Eh, arvoisa puheenjohtaja, sosiaalidemokraattinen ryhmä on hyvin tyytyväinen siitä, että Saksan, Saksa puheenjohtajamaana on ottanut rahanpesun vastaiset toimet vakavasti ohjelmansa

kunnon sanktiot virheistä ja lisäksi olisimme mielellään nähneet tilintarkastajien paremman vastuun. Kiitoksia. Sitten kollega Karikano. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia näistä hyvistä ehdotuksista. Rikolliset ovat saaneet tätä kautta haltuunsa prosentin EUn bruttokansantuotteesta ja Yli kahdeksan miljardia menee huk- sivusuun verojen ja saamattomien verojen kautta. Ja näistä usein ei rangaista. 99 prosenttia näistä voitoista jäävät rikollisten haltuun, eikä niitä takavarikoida takaisin. Meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan, jos haluamme luoda oikeudenmukaisemman yhteiskunnan. Hiljattaiset skandaalit LuxLeaks ja Karun Galician murha osoittavat, että jäsenvaltiossa ei tehdä tarpeeksi eikä myöskään Euroopan tasolla. Euroopan komission pitää toimia kunnianhimoisemmin ja Euroopan parlamentti hyväksyy päätöslauselman selkeällä enemmistöllä. Ja tässä on viisi vaatimusta, jotka nyt haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin pitää luoda valvontaelin näiden rahojen osalta. Toiseksi pitää luoda eurooppalainen rahoitusvirasto, jotta voidaan päästä eroon näistä veronkiertotoimista. Kolmanneksi pitää käyttää eurooppalaista syyttäjänviranomaista, jotta voidaan torjua rahanpesua. Meillä pitää antaa EKPlle lupa poistaa pankkilisessä ja mikäli pankeissa on rahanpesua. Ja viidenneksi pitää varmistaa se, että omaisuusrekisterit ovat läpinäkyviä ja että ne julkistetaan. Puhemies, komission pitää ryhtyä näihin toimiin, jota parlamentti on suositellut – rikolliset ovat hyötyneet tästä tilanteesta jo liian pitkään, eli nyt on aika toimia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Beck. Mikrofoni. Ah, please. Beim Kampf gegen Geldwäsche... Tietenkin äh, rahapesua voidaan äh, taistella äh, kansainvälisessä yhteistyössä, se olisi oikea tie, mutta jos olemme... Äh, me kuitenkin näemme myös sellaista, että kansalaisjärjestöt harrastavat rahanpesua, mutta eurooppalaiset viranomaiset ovat usein pitäneet kansalaisjärjestöjä rahanpesun yksinä tekijöineen, mutta me suljemme silmämme kuitenkin tällaisia erikoisia kuvia, kun ostetaan asiantuntemusta ja siinä puhutaan 20 miljardista eurosta ja siinä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Unkari on yrittänyt saada tämä tätä mahdollisimman läpinäkyväksi EU-tuomioistuimen e edessä. Hyvät kollegat, kun puhutaan rahanpesusta ja veronkierrosta, älkää unohtako niitä hyviä ja va- vanhaa hyvää ystävämme Sorosia. Kiitos. Madame, Madame. Sitten rouva Brickman Saskia. Merci, monsieur. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta, jolla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Siinä on mukana monia suosituksia vihreiltä. Eli kyse ei ole siitä, että meillä ei olisi riittävästi sääntöjä, vaan se, että niitä ei panna täytäntöön jäsenvaltioissa. Eli direktiiveistä pitäisi tehdä osittain ainakin asetuksia, jotta kaikki eurooppalaisia sääntöjä voidaan siirtää kansalliseen lainsäädäntöön ja komissio käynnistäisi rikkomusmenettelyitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata näitä sääntöjä. Rahanpesun vastustaminen on prioriteetti kansalaisille. Me tiedämme, että kriisi on antanut uusia mahdollisuuksia rikolliselle, myöskin rahoitusalalla. He ovat käyttäneet hyväksi kansalaisten haavoittuvuisuutta ja pelkoa. 99,9 prosenttia rikollisuudesta tai rikollisesta rahasta ei jää rikollisen haltuun, eli sitä ei saada takaisin. Eli meidän pitää varmistaa että direktiivi, joka liittyy varojen jäädyttämiseen ja että ne palautetaan uhreille, meidän täytyy varmistaa, että direktiivä noudatetaan. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Kollega äh, Procaccini Nikola. Kiitoksia, puhemies. Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat nämä kaksi suurinta vaaraa tällä hetkellä – Eli meidän ei pidä jättää mitään nurkkaa nyt tutkimatta Euroopassa näissä asioissa. Ennen kaikkea olen huolissani siitä, että tietyt poliitikot haluaisivat nyt toimia jo kansalaisjärjestöjen rahoituksen suhteen. Siellähän ei ole tarkoitus kuitenkaan tehdä voittoa. Tietysti täytyy varmistaa, että kaikki toimivat avoimesti ja meidän täytyy katsoa, millaiset suhteet kansalaisjärjestöillä on politiikkaan ja mistä he saavat rahoitusta. Tällä tavalla voimme varmistaa, että kaikki toimivat laillisesti. No sitten on jäsenvaltioita, jotka epäreilulla tavalla harjoittavat hyvin aggressiivista veropolitiikkaa. Heillä on hyvin joustavat lainsäädännöt, mitä tulee julkisen rahoituksen käyttöön, ja siellä taataan myöskin suojelu pankkitiedoille ja niistä poliisin on käytännössä mahdotonta saada niitä tietoonsa. Eli tällaista ei voida hyväksyä ja nämä asiat pitää korjata mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Kiitoksia, herra Kushma Jose. Obrigado, senhor presidente. Pedimos este debate não apenas Kiitos puhemies. Me olemme pyytäneet tätä keskustelua ei pelkästään näiden ruondaliksien takia, vaan sen merkityksen takia, joka, ja myös sen takia, koska minun maassani se on jotakuta on moitettu ja istunut vankilassa vuoden ilman, että syyllisyyttä on osoitettu todist oikeaksi. Ja, ja hän, oike, hän kuitenkin Häntä ei ole kuitenkaan vieläkään ole tuomittu. Meillä on veroparatiiseja Madeiran saarella ja tämä kai, tätä kaikkia, tämä kaikki liittyy myös rahanpisuun. Ja täällä parlamentissa on on kysymys usein poliittisista sympatioista ja silloin ei osata tätä sormella. Ja on kuitenkin kysymys Euroopan unionista, jonka täytyy, ja täällä hyödytään, tällä alueella huolutta, hyödytään sarhanpesusta. Me vaadimmekin Euroopan komissiota aivan oikein, että sen pitää olla rohkea silloin, kun taistellaan rahanpesua vastaan, ja tämä täytyy alkaa aloittaa täällä parlamentissa. Me ymmärrämme, että on kolmansia maita, joilla on, jotka ovat suuri riski, mutta eivät kaikki riskimaat ovat kolmansia maita. Monia, maita. monia näistä maista on myös Euroopan unionissa ja tässä tarvitaan yhteistyötä ja meidän täytyy muuttaa lakeja. Tässä päätöslauselmassa on kysymys tärkeistä asioista. Pitää suojella whistleblower-ihmisiä ja, ja näitä vihjeiden antajia ja täytyy tutkia myös näitä lopullisia edunsaajia ja meidän täytyy muistaa omat arvomme. Kiitoksia. Sitten Kolakusic. Kollege. posljednje vrijeme svjedoci smo nastajanje nove i... Arvoisa puhemies, me näemme nyt sellaisen tilanteen, jossa vaaralliset toimijat hyötyvät ja pyrkivät hyötymään tästä pandemiasta. Päivittäin nämä tahot tekevät miljardeja euroja hyötyä, 3,5 miljardia. Ihmiset saavat rahoitusta esimerkiksi sitä kautta, että mediassa on pelottelevia kirjoituksia ja sitten ihmiset, jotka ovat jo rikkaita, hyötyvät tästä, kun heillä on mahdollisuuksia ostaa suuryrityksiä pikkusummilla. Meidän on nyt juuri kiinnitettävä tähän kysymykseen huomiota ja huolehdittava sitä, että ketkä rahoittavat näitä lehtijuttuja. Kiitos edustaja Holmeier. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, arvoissa puheenjohtajavaltio. Olen hiukan huolissani siitä, että vuodesta toiseen Euroopan komissio no sanotaan, että on aika ystävällinen niitä valtioita kohtaan, jotka ovat tottuneet siihen, että rahanpesudirektiiviä ei panna täytäntöön. Ja mitään rikkomusmenettelyitä ei nyt ole käynnistetty tämän neljännen direktiivin rikkomisten osalta. Ja nythän on aika paljon jäsenvaltioita, jotka eivät ole tehneet kaikkea sitä, mitä direktiivissä on vaadittu. Ja sitten viiden osalta neljä ei ole pannut sitä mitenkään täytäntöön ja monet jäsenvaltiot eivät ole paneet sitä kunnolla täytäntöön nippanappa puolet jäsenvaltioista on pannut tätä direktiiviä täytäntöön. Eli meidän täytyy varmistaa, että on riittävää läpinäkyvyyttä, riittävää julkisuutta ja ollaan yhteydessä viranomaisiin näiden asioiden osalta. Tällä tavalla voidaan havaita verkostoja, jos me kunnolla panemme täytäntöön näitä toimia, joista on sovittu. Eli komissio pyydän nyt todellakin, että me nyt valvomme tiukasti sitä, että näitä sääntöjä todellakin noudatetaan. Kiitos. Kiitoksia sitten kollega Pautang. Pres- Thank you, President. Um... Kiitos puhemies. 1,42 triljoonaa euroa on yksi tuoreimmista arvioista siitä, miten paljon rahanpesua tapahtuu. Tämä on ällistyttävä määrä ja häpeällistä – Tämä on raha, jota on viety ihmisiltä ja valtioilta, jotka tarvitsisivat sitä. Raha, jota voidaan pestä ja käyttää siksi, että meillä on ihmisiä, edunsaajia, jotka eivät ole tiedossa. Tarvitsemme kunnollisia rekistereitä, jossa nähdään kuka on lopullinen edunsaaja. Esimerkiksi on ikävää, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole tuoreinta direktiiviä täytäntöönpanneet. Ja joissain maissa on rekisteri vielä puuttuu. 96 miljardia euroa esimerkkinä venäläistä rahoitusta Alankomaissa. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, mutta tarvitsemme myös ihmisiä, jotka valvovat tätä tilannetta ja täyttää harmonisointia. Haluaisin kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita – Taistelkaa edelleen oikeuden puolesta. Kiitos. Kollega Strugario Ramora. Sure. But according to the United Nations... YK mukaan tällainen rahanpesu vuodessa on 2,5 prosenttia globaalista BKTstä ja kuitenkin esimerkiksi 800 miljardista ja USA dollarista valtavia summia. Ja, ja kuitenkin nämä meidän Tämä, nämä veroparatiisit vaikuttavat suuresti yhteiskuntiin, ja tämä liittyy myös järjestäytymiseen rihollisuuteen. Me kehotamme komissio, komissiota perustamaan valvontaelimen EU-tasolle, me, meistä on tärkeää saada korkealaatuinen rekisteri omistajuudesta EU-ssa ja pidänkin hyvänä sitä, että mitä komissio on toimintaohjelmassaan esittänyt, mutta jäsenvaltiot usein epäonnistuvat näiden täytäntöönpanossa kansalliseen lainsäädäntöön. Nyt on korkea aika saada asetus ja koordinoitua toimintaa. Meidän täytyy siirtää prioriteettimme lainsäädäntöön ja aktiivisesti seurata äh, sen täytäntöönpanoa ja myös tuloksia. Ja aivan lopuksi me, mikä, me, tätä olisi voitu paremminkin äh, käsitellä meidän päätöslauselmassamme. Meidän täytyy myös katsoa omaa kotipihaamme. Meidän, meilläkin on alha, alhaista verotusta ja salaisuutta. Ja me olemme nähneet sellaisen raportin, että EU-jäsenvaltiot käyttävät 27 miljardia ja kun puhutaan siitä, että kuinka paljon veroja kierretään, eiköhän aloiteta rahanpesun löytäminen täällä unionissa ja tehdään se nyt. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Jyvään. Puhemies, hyvät kollegat, me kaikki tietysti haluamme torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Mutta mitä olemme tehneet, koska me emme nyt kyseenalaista näitä toimijoita ilman kunnollisia tunnistustoimia. Meillä on myöskin sähköisiä valuuttoja, jotka mahdollistavat rahansiinnon nimettömänä, ja se on johtanut tiettyjen tahojen käsittämättömän rikastumiseen. No sitten Nigerian puolustusministeri Yusuf Tembeo on todennut, että on turha kuvitella mitään. Me tiedämme, mitkä valtiot rahoittavat terrorismia. Jotkut näistä valtioista ovat hyviä EUn jäsenvaltioiden asiakkaita. Jotkut näistä valtioista ovat liittolaisia tai Naton kumppaneita. Ja myöskin on EU:ssa jäsenvaltioita, jotka ovat esimerkiksi toimittaneet Syyriään ja Balkanille aseita jopa terroristiryhmille. Eli rahoitusvalvonta on tärkeää, mutta sotilas- ja poliisivalvonta on se, joka todellakin tulee tepsimään paikan päällä. Kiitos. Kollega Sven Giegold. Herr Staatsminister Roth. Äh, Arvoisa ministeri Roth, komission jäsen. Euroopan komissio on esittänyt tiukkoja ehdotuksia – neuvosto ja jäsenvaltiot ovat liikahtaneet myös rahanpesun vastaisessa työssä. Näiden ehdotusten nämä ehdotukset saavat tukea myös Euroopan parlamentilta. Tiukemmat säännöt, mutta myös tehokas tämän alan poliisi, joka voi hoitaa tutkintaa rajat ylittävästi. Mutta sanoi, emme saa sulkea silmiämme siltä, että rahanpesudirektiivien täytäntöönpanosta on huolehdittava kiinni. 13 vuotta vanhaa oikeutta rahanpesudirektiivi kolmen osalta rikotaan monissa jäsenvaltioissa, myös Saksassa. Rikkomusmenettelyihin ei ole lähdetty ja siksi vetoan Euroopan komission ja jäsenvaltioihin. Pyytäisin, että todella nykyoikeutta noudatettaisiin, lähdettäisiin rikkomusmenettelyihin, ei ainoastaan silloin, jos lain kirjainta ei noudateta, vaan myös silloin, kun todella rahanpesu vielä jyllää. Silloin komissio ei ole täysin hoitanut tehtäviään. Lisää vauhtia, lisää painetta komission ja sen pyydän. Kiitoksia sitten edustaja Ferrara. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ovat strategisia haasteita EUlle. Ja meidän täytyy muistaa, miten tämä liittyy esimerkiksi korruptioon, asekauppaan, huumekauppaan, ihmiskauppaan, veronkiertoon. Jos säännöt eivät ole tiukkoja, niin silloin syntyy rikollisryhmiä, jotka hyödyntävät tällaista heikkoa talousjärjestelmää. Tästä on jo esimerkkejä pandemiankin alalta. Emme voi sallia sitä, että jossain jäsenvaltioissa on erilaisia tulkintoja tai sovelletaan puutteellisella tavalla eurooppalaisia sääntöjä näissä aiheissa. Emmekä voi hyväksyä sitä, että Euroopassa on veroparatiiseja, joissa on yrityksiä ja pääomia, ja jotka aiheuttavat epätasapainoa ja väärentävät kilpailua. Meidän pitää harjoittaa ennaltaehkäisyä, meidän täytyy katsoa missä on suurimmat riskit, meidän täytyy harmonisoida erilaisia oikeusjärjestelmiä ja meillä pitää olla välineitä, joilla voidaan jakaa tietoa nopeasti tällaisista transaktioista. Eli meidän täytyy nopeasti toimia, jotta voimme puuttua näiden rikollisten voittoihin. Kiitos. Kiitoksia. Kollega Markus Werber. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Tämä, tämä rahanpesu tilanne Euroopan unionissa näyttää olevan sellainen, että me pidämme sitä liian yksinkertaisena. Ensinnäkin tässä on ongelmia. Ensinnäkin täytäntöönpano siitä jo puhuttiinkin, ja nyt komissaarin puhui kolmesta jäsenvaltiosta, jotka, joista on avattu viime viikolla sopimusrikkomusmenettely täytäntöönpanon osalta. Tämä koskee neljättä direktiiviä, viidennestä edes puhu. Ja toisekseen tämä on direktiivi, ja tämä tarkoittaa, että meillä on tilkkutäkki, ja se kun ajatellaan täytäntöönpanoa, koska kuitenkin jäsenvaltiot sitten toteuttavat sitä eri tavoilla. Ja toinen ongelma, joka, jota haluan ottaa avoimesti esille, on totta kai niin, että, että viestintä ja viranomaisten välillä toimii tai ei toimi. Me olemme havainneet sen Saksassakin, että valvonta ja tutkinta viranomaiset kokevat vaikeuksia, näin abstraktisti sanota, kun puhutaan yhteistyöstä näiden viranomaisten välillä. Ja viimeisimmät tapaukset todistavat sen. Nämä tapaukset on identifioitu. Me odotamme komissiolta ehdotuksia. Keskusviranomainen, jolla on kunnolliset toimivaltuudet ja asetuksia direktiivien sijaan, koska muuten me keskustelemme tästä asiasta vuositolkulla eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. EPPn koordinaattorin jälkeen SNTn koordinaattori Fernandes. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puhemies. Nyt kun keskustellaan rahanpesun torjunnasta, niin varmaan monet muistavat keskustelut, joita käytiin, kun puhuttiin veroparatiisin torjunnasta, veronkierrosta. Nämä ovat kysymyksiä, joista on hyvin kattava sopimus ja yhteisymmärrys parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa, ja joka on saanut tukea myöskin kansalaisilta kaikkialla Euroopassa. Kansalaiset eivät hyväksy sitä, että on tällaisia aukkoja lainsäädännössä ja porsanreikiä, mutta vaikka meillä on konsensus, niin me emme pysty käynnistämään uusia aloitteita, noudattamaan hyväksyttyjä direktiivejä ja koordinoimaan tehokkaasti toimia jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä vaikuttaa siihen, että kansalaiset ovat yhä turhantuneempia. Mielestäni nyt on aika ei pelkästään analysoida, miten direktiivejä on noudatettu, vaan meidän täytyy nyt käyttää asetuksia ja EU-lainsäädäntöä tällä alalla. Tällä tavalla voidaan toimia paremmin ja sitten meillä pitäisi olla yhteinen valvontaviranomainen Euroopassa, joka valvoo asetuksen toteutumista. Kiitos. Danke, Herr Kollege. Kiitoksia. Kollega Roman Haider. Die Bekämpfung von Geldwäsche. Rahanpesun vastainen työ ja terrorismin rahoituksen vastainen työ on työtä, jota kaikki poliittiset toimijat EU:ssa voivat yhtä innokkaasti tukea – riippumatta poliittisesta välistä. Näin voitaisiin ainakin ajatella. Mutta jos katsotaan komission toimintaohjelmaa, jolla pyritään vastustamaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, ja jos tietää samalla sen, että yhteisöjen tuomioistuin pitää laittomana tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät kansalaisjärjestöjen toimintaan. Usein nämä kansalaisjärjestöt ovat hyvin verkottuneita Brysselissä ja heillä on, niillä on erityisasema ja ei haluta ehkä herättää sellaista käsitystä, että tässä syyllistytään laittomuuksiin. Vaikka kaikki tahot, jotka toimivat tällä saralla, viittavat siihen, että nämä ovat riskialttiita järjestöjä. Vaikka ja muut terroristijärjestöt ovat olleet esillä näissä rahan kysymyksissä Komissio ja yhteisöjen tuomioistuin pelaavat näin kansalaistemme turvallisuudella. Kiitoksia kollega Ferreira. Excuse me. The floor is... Anteeksi, olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente combater a criminalidade financeira. Kiitos puhemies. Tämän rikollisuuden taistelu, vastustaminen täytyy olla yksi prioriteetti. Ja meidän täytyy ot, me, me vaadimme päätöksien, päätösten tekoa kun puhu, tästä puhutaan kuitenkin, että rikokset tuottavat valtavasti rahaa ja ne jäävät muualle kuin sinne, missä niitä rahoja tarvittaisiin. Ja rahanpesu on hyvin monimutkainen rikos. Siihen liittyy rikollisjärjestöjä, ihmiskauppaa, terrorismin rahoitusta, huumekauppaa ja niin poispäin. Ja meidän, meidän, tämä siis ylittää pelkän raharikollisuuden. On kysymys myös oikeusvaltioperiaatteesta. Eurooppa tarvitsee enemmän yhteistyötä ja harmonisointia säädösten osalta ja tehokkaimpia rakenteita. Me, meillä on kuitenkin erilaisia määräyksiä eri maissa ja, ja tämä tarkoittaa, avaa ikkunoita rikollisille. Ja me voimme sulkea tämän porsan reijän vain yhtenäisellä. Silloin kun meillä on enemmän Eurooppaa, silloin meillä on vähemmän rikollis, rikollista, rikollisuutta. Kiitoksia. Sitten Lopesa Gugliar. Kiitoksia puhemies. Yksi prosentti EUn bruttokansantuotteesta menee sitten rahanpesuun, korruptioon, järjestäytymiseen rikollisuuteen ja terrorismiin. Tuen kyllä komission toimintasuunnitelmaa. Sen tavoitteena on se, että voidaan panna täytäntöön viides direktiivi ja sitä pitää ainoastaan noudattaa, vaan sitä pitää todellakin soveltaa jäsenvaltioissa. Ja tähän tarvitaan valvontaa. Me tarvitsemme yhden valvon ja viranomaisen, joka yhdistää kaikki rahoitusvalvontatahot. Ja meidän pitää harmonisoida, ja siis meidän on siirryttävä direktiivistä asetuksiin, jotta meillä olisi yhdenmukaista toimintaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sitten tarvitaan myöskin kansainvälistä yhteistyötä, jota pitää vahvistaa tämän tyyppisissä asioissa. Ja meidän pitää luoda ja taata se, että tiedetään, ketkä hyötyvät näistä rahanpesun tuotoista. Ainoastaan tällä tavalla voimme tietää, mitä tapahtuu. Ja komissio on vaatinut tätä jäsenvaltioita, eli niiden pitäisi välittömästi panna täytäntöön viides direktiivi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Erika Györi. Elnök Nem kérdés, tisztelt képviselőtársaim, hogy a pénzmosás... Kiitos puhemies. Minusta tuntuu, hyvät kollegat, että voimme olla samaa mieltä siitä, että meidän on taisteltava rahanpesua vastaan, samoin kuin terrorismirahoitusta vastaan. Emme voi antaa näiden rikollisjärjestöjen jatkaa toimiaan. Rajojen yli, mutta mikään tehokkain tapa. Viime vuosina olemme hyväksyneet useasti eurooppalaista lainsäädäntöä. Jotkut ovat astuneet vasta voimaan eikä ole vielä oikein kokemusta siitä, miten nämä lakitekstit toimivat käytännössä, mutta vakavia skandaalejakin on tullut ilmiä. Minä vähän epäilen sitä, Pitäisikö todella kaikki toimet siirtää kansalliselta tasolta EUn tasolle? Tässä rikotaan lähipäätösperiaatetta, koska vähennetään kansallista päätäntävaltaa jäsenvaltioiden tasolta. Parlamentti haluaa edetä, vaikka jos vähän ajateltaisiin, voitaisiin saada enemmän aikaiseksi tässä taistelussa. Vaikka minulla on huolenaiheita, aion kuitenkin tukea tätä päätöslausemaa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt tämän keskustelun jälkeen on vuorossa komissio ja varapuheenjohtaja Dombrovski. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Eli komission nimissä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se varasi aikaa tähän keskusteluun ja siihen, että olette sitoutuneet parantamaan toimiamme rahanpesua ja terrorismirahoitusta vastaan. Meidän täytyy puuttua kaikkeen tähän rahoitukseen ja meillä on kunnianhimoa tehdä EUsta tehokkaampi, mitä tulee Euroopan talousjärjestelmän suojelemiseen. Monia asioita tuli nyt esille tässä keskustelussa, liittyen tehokkaaseen täytäntöönpanoon tämänhetkisten sääntöjen osalta. Ja meidän täytyy tosiaan vahvistaa täytäntöönpanoa ja siirtää näitä direktiivin sääntöjä kansalliseen lainsäädäntöön. Myöskin jäsenvaltioille on tehty selväksi, että me olemme hyvin tiukkoja nyt tämän oikea-aikaisen ja tehokkaan soveltamisen osalta. Ja sitten tulevaisuudessa meidän pitää siirtyä direktiiveistä asetuksiin, ainakin hyvin suurelta osalta lainsäädäntöä. Näin pystymme suoremmin toimimaan eu tasolla ja mehän tarvitsemme eu tason valvontaviranomaisia ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka tukivat näitä ehdotuksia. Sitten monet kollegat puhuivat verotuksesta – ja veronkierron ja veronvälttelyn torjunta. Nämä ilmiöthän liittyvät usein myöskin rahanpesuun. Ja jo ensi viikolla komissio esittelee uuden toimintapaketin, jolla vahvistetaan puitteitamme, jotka liittyvät veronvälttelyn ja veronkierron torjuntaan. Eli tällainen veropaketti esitellään ensi viikolla. Ja sitten katsomme myöskin soveltamisalaa näiden sääntöjen osalta. Eli vähintäänkin pitää ottaa mukaan virtuaaliset palvelun tarjoajat yhtenä esimerkkinä. Ja joka tapauksessa komissio on sitoutunut rahanpesun torjuntaan. Se on meille prioriteetti ja haluaisimme kiittää Euroopan parlamenttia voimakkaasta tuestanne. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja sitten Michel Roth, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Arvoisat edustajat, olen ensinnäkin iloinen siitä, että me kävin, kävin tämän keskustelun, josta tuli eväitä mukaan. rah, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen vastustaminen, sitä täytyy paremmin tehdä. Meidän olemme yhtä mieltä siitä. Muutamaa poikkeusta lukunottamat palaan niihin. Me tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä, me tarvitsemme enemmän sääntelyä me tarvitsee enemmän valvontaa. Minusta se on sen väärti, että, että jokainen ehdotus, joka on pöydällä, että tutk, ne tutkitaan, jotta voisimme sitten parantaa työtämme tässä. Olen kiitollinen edustajille, jotka viittasivat tähän rahoitusulottuvuuteen rahanpesun osalta. Se, siinä puhutaan yhdestä prosentista BKTstä. Mahdolliset veromenetykset ovat 8 prosenttia. Sitä tekee selväksi, että ei tässä ole mikään pikkurikos kyseessä. Äh, antaisin vielä yhden vinkin. Minä olen täällä nyt ensimmäistä kertaa, en tiedä onko se tämä tavallista, mitä nyt teen, mutta minun täytyy, minun täytyy ottaa yksi asia esille, asia esille, joka liittyy kriittiseen yhteiskuntaan. Se ei kaikkea meitä välttämättä miellytä, mitä kansalaisjärjestöt tekevät, mutta tämä myöskin osoittaa, että e, demokratia on elävä. Ja minä vastustan sitä, että tällä syntyisi sellainen vaikutelma, ikään kuin, että ikään kuin kriittiset kansalaisjärjestöt olisivat sellaisia, että ne eivät miellytä tiettyjä meppejä, että ne liittyisivät jollakin tavalla näihin rikollisiin vehkeilyihin, rahanpesuun ja terrorismiin terrorismirahoituksen, on kysymys murhasta ja tapoista, on kysymys huumerikoksista ja näillä ei ole mitään tekemistä tämän kansalaisjärjestelmän kriittisen toiminnan kanssa. Paljon kiitoksia puhemies. Kiitoksia tästä ja näin tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys muutosesityksistä on huomenna ja loppuäänestys on sitten on perjantaina. Sitten on vuorossa seuraava esityslistan kohta, äh, neuvoston ja komission julkilausuma Euroopan unionin kansanterveysstrategiasta äh, covidin jälkeisenä aikana, COVID-19-pandemian jälkeisenä aikana. Muistuttaisin vielä siitä, että, että tässä keskustelussa ei ole hyväksytä sinisiä kortteja eikä spontaaneja puheenvuoropyyntöjä. Ja, ja pyytäisinkin ensinnäkin, että jälleen Saksan puheenjohtajakauden nimissä Mikael Roth esittää puheenvuoronsa. Meine sehr verehrten Damen Arvoisat naiset ja herrat parlamentin jäsenet, arvoisa puhemies, me kaikki olemme joutuneet terveyden osalta poikkeustilanteeseen, jolla on valtava vaikutus yhteiskuntaamme, meidän kansalaisimme. Varmasti muistamme tällä hetkellä myös yli 100 000 eurooppalaista – jotka ovat menettäneet tämän mennessä henkensä COVID-19-pandemian takia. Näinä viikkoina keskustelemme intensiivisesti siitä, mitä voisimme tästä vaikeasta kriisistä oppia terveydenhoitojärjestelmämme osalta, koordinoinnin osalta Euroopan unionin sisällä – tehokkaan ja mahdollisesti ennaltaehkäisevän pandemiatyön osalta. Tietenkin puhumme myös yhteiskunnallisista sosiaalisista vaikutuksista. Liittokanslerihan selkeästi osoitti, että tämä on keskeinen painopistealue Saksan puheenjohtajakaudella. Olen varma siitä, että me kaikki täällä Euroopan parlamentissa myös jaamme tämän sitoumuksen. Haluamme tehdä kaikkemme, jotta mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman solidaarisesti pääsemme tästä vakavasta kriisistä eteenpäin. Haluaisin täällä kuitenkin sydämellisesti vielä kiittää kaikkia terveydenhoitohenkilökunnan edustajia, jotka vaikeina, dramaattisina aikoina ovat tehneet kaikkensa suojelakseen ihmiselämiä – hoitaakseen potilaitaan mahdollisimman hyvin. Jos ajatellaan Euroopan unionin tulevaa strategiaa kansanterveyden osalta, meidän pitää puhua rehellisesti. Meidän pitää puhua avoimesti siitä, mikä on onnistunut, mutta meidän on avoimesti myös puhuttava siitä, mikä on epäonnistunutta ja mitä tapahtui tai mikä osoitti heikkouksemme pandemian alkuaikoina. Ainoastaan näin voimme tulevaisuudessa nopeammin, tehokkaammin vastata tulevaan kriisiin. Me kaikki tiedämme, että tämä kriisi ei ole läheskään ohi vielä. Me olemme edelleen hyvin nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Joissain maissa hyvin tiukkojen toimien takia – pandemia on saatu pidäteltyä tietyissä rajoissa, mutta myös Euroopassa ja lähialueillamme nähdään, että mikään ei ole varmaa. Meidän on oltava edelleen tarkkana. Vapaissa demokratioissa, kuten meillä, tähän liittyy myös tietyt vaatimukset, jotka kohdistuvat kansalaisiin. Ja niistä vaatimuksista on keskusteltu paljon Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioissa. Miten voimme toisaalta suojella kansalaisten terveyttä ilman, että rikotaan kansalaisten perusoikeuksia tai rajataan niitä suhteettomasti. Tästäkin syystä meidän puheenjohtajakaudellamme on tarkoitus saada aikaan päätelmät siitä, mitä voimme oppia covid-kriisistä, jotta saamme hyödyllistä tietoa tulevia toimia varten. Haluaisin nyt jo teitä kiittää siitä, että olette niin kiinnostuneita ja sitoutuneita. Globaalisti ajatellen, ei ainoastaan Euroopassa, pandemia edelleen leviää. Päivittäin maailmanlaajuisesti voidaan todeta noin 200 000 uutta tapausta. Ja me kaikki tiedämme, että tämä on selkeästi globaali kriisi ja niin laaja kriisi, että se vaatii myös globaaleja vastauksia. Yksikään maa, vaikka terveydenhoitojärjestelmä olisi kuinka hyvä, ei voi selvitä yksin tästä pandemiasta. Näin myös selkeästi osoitetaan se, että kansallinen, pieni kansallismielinen politiikka, joka heikentää Euroopan unionia – tuo mukanaan riskejä, jotka kohdistuvat kansalaisten terveyteen. Tämä on kipeä asia ymmärtää, mutta ehkä tämä kannustaa meitä samalla solidaarisuuteen ja yhteisvastuun kantamiseen. Meidän on tehtävä vielä paremmin yhteistyötä kuin mitä tähän mennessä on tehty, jotta voimme selvitä tästä pandemiasta eteenpäin. Meillä on siis paljon työtä tehtävänä, koska talous kriisiin voidaan lähteä puuttumaan tehokkaasti vasta, jos voimme taistella tehokkaasti virusta vastaan. Arvoisat parlamentin jäsenet, kattava ja menestyksekäs strategia pandemiaa vastaan sekä Euroopassa että koko maailmassa vaatii sitä, että kehitellään tehokkaita ja toimivia rokotteita ja hoitokeinoja, samoin kuin sitä, että kaikilla on tasavertainen pääsy hoito- ja rokotteisiin pandemiasta päästään eteenpäin sitten vasta, kun siitä on päästy eroon kaikkialla. Kestävä ratkaisu löytyy ainoastaan solidarisuuden ja tutkimuksen kautta. Euroopan unioni toimii sen puolesta, että uusi kehitelty rokote COVID-19 vastaan on yhteinen globaali julkinen asia, joka on kaikkien käytettävissä, jotka sitä tarvitsevat. Me tarvitsemme rokotteen – jota voidaan käyttää Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Tässä ei voida lähteä pelaamaan toisia vastaan, vaan kaikkien pitää toimia yhteistyötä. Meidän velvollisuutemme on suojella ihmisten terveyttä riippumatta siitä, missä ihmiset elävät Euroopassa tai maailmassa. Olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan unioni yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa on yhdistellyt voimiaan maailmanlaajuisessa kriisireaktiossaan – 30. päivä kesäkuuta on jo kerätty 16 miljardia euroa, jotta voidaan kehitellä ja valmistaa ja saada markkinoille nopeammin rokote COVID-19 vastaan. Meidän on toimittava nopeammin, jotta voidaan päästä tuleviin askeleisiin. Tarvitsemme tehokkaita turvallisia rokotteita. Niitä on kehiteltävä, on edistettävä niiden massatuotantoa, jotta todella kaikki ihmiset saavat tasavertaisen mahdollisuuden saada tätä rokotetta itselleen. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää komissiota tuoreimmasta lainsäädäntöehdotuksesta, jotta voidaan nopeasti kliinisesti testata COVID-19-rokotteita ja hoitomuotoja. Kiittäisin myös Euroopan parlamenttia siitä, että on päätetty tänään jo päättää siitä, mikä on kanta tähän asiakokonaisuuteen. On hienoa, että voin todeta, että neuvosto tuki tätä asiaa viime perjantaina. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, mitä sitten tulee EUn tulevaan strategiaan kansanterveyden osalta? Komissio on osana monivuotisia rahoituskehyksiä ja elvytyspakettiaan esittänyt kunnianhimoista EU for Health-ohjelmaa – Siinä selkeästi vielä osoitetaan se, että terveys on asia, jonka on saatava vakavan tärkeämpi rooli Euroopan unionissa, koska kriisissä on nähty se, että hyvin toimiva laadullinen terveydenhoitojärjestelmä on tärkeä, kun suojellaan ihmisiä pandemian vaikutuksilta. Siksi neuvosto pitää prioriteettina tätä asiakysymystä ja toivon, että teidän tuellanne tämä saadaan hyväksyttyä ennen vuoden loppua. Mielellämme teemme läheistä luottamuksellista yhteistyötä tämän tärkeän ehdotuksen osalta kanssanne. Ratkaisevan tärkeää on myös se, että lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja muita tuotteita, joita tarvitaan kriisien aikana, saadaan EU-ssa paremmin. Tiedätte, miten asiat menivät kriisin aluksi ei kovin mallikkaasti, mutta EU ja jäsenvaltiot varmasti vetivät tästä kokemuksesta oikeat johtopäätökset. COVID-19-pandemia pahensi niitä ongelmia, joita on syntynyt siksi, että Euroopan unionissa lääkeaineiden, alkuaineiden ja lääkeaineiden laitteiden osalta on niin riippuvainen kolmansista maista. Emme me halua estää globalisaatiota, mutta on tärkeää, kun ajatellaan EUn kansalaisten suojelemista, että voidaan myös EUn osalta huolehtia siitä, että näitä lääkkeitä ja tuotteita voidaan valmistaa myös Euroopan unionissa. Näin voimme toimia suvereenisti Euroopan unionissa. Lisäksi olisi voitava paremmin toimia kriisi tilanteissa, jakaa tietoa, arvioida tilannetta yhdessä ja kriisitilanteessa toimia nopeasti. Läheinen yhteistyö on siksi aivan välttämätöntä jäsenvaltioiden ja eri toimielinten kesken, eri EU-virastojen kanssa, jos ajatellaan vaikka EUn tautien ehkäisyn ja valvontakeskuksen asemaa tai Euroopan lääkevirastoa tai yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten maailman terveysjärjestön kanssa. Yksi tavoitteistamme on se, että näiden eurooppalaisten virastojen toimielinten asemaa ja työtapaa vahvistetaan. EU for Health terveysohjelman pitäisi ensinnäkin pohtia, mitä voidaan oppia tästä pandemiasta ja sen jälkeen tukea pidempiaikaisia hankkeita. Pitäisi keskittyä siihen, miten lääkkeitä, rokotteita ja lääkinnällisiä laitteita on käytössä. Lisäksi olisi puututtava mikrobilääkeresistenssiin EUn terveyspolitiikassa. Lisäksi on muistettava EUn lääkeainestrategia ja EUn syöpäohjelma, jonka komissio haluaa vuoden loppuun mennessä hyväksyä. Koronakriisi on vielä ikävästi tuonut esiin sen, että digitaalista kapasiteettiamme on lisättävä – terveystieto ei saisi olla niin pirstaloituneena. EUn laajuisesti on ajateltava sitä, miten terveysjärjestelmät voivat olla yhteen toimivia. Neuvosto on hyväksynyt päätelmän digitaalisesta tulevaisuudesta EUssa ja vaatinut eurooppalaista aluetta myös terveystietojen osalta. Puhuttiin siitä, että voitaisiin käyttää EU-laajuista sovellusta, että voitaisiin paremmin suojella ihmisiä. Tässäkin on parantamisen varaa tämän sovelluksen osalta Varmasti tiedätte tämän yhtä hyvin kuin minä. Yhtä tärkeää on viittaus siihen, että investoinnit terveyden alalle ovat mahdollisia myös muiden välineiden kautta monivuotisissa rahoituskehyksissä. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, yksi asia on ihan selvä. Terveysasia on esillä Euroopan unionissa – keskeisenä aiheena tulevina vuosina. Minun mielestäni tämä ei ole hankalaa jäsenvaltioiden osalta, koska pandemia osoitti sen, että tarvitsemme tässä enemmän Eurooppaa, toimintakykyistä Eurooppaa. Se on kansalaisten etujen mukaista. COVID-19-pandemia on myös antanut meille mahdollisuuden pohtia sitä, mitä toimia voidaan käyttää nyt ja miten voidaan puuttua tuleviin mahdollisiin terveyskriiseihin. Yhdessä Eurooppa ja maailma voivat toimia turvallisemman maailman puolesta. Meidän on osoitettava, että liberaalit demokraattiset yhteiskunnat pystyvät selviytymään tällaisista vaikeista kriiseistä, jotka ovat monille eksistentiaalisia. Meidän tavoitteemme tavoitteemme on ennen kaikkea suojella Euroopan kansalaisia, mutta myös osoittaa solidaarisuutta maailmanlaajuisesti. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ennen kuin jatkamme keskustelua, niin ilmoittaisin ensimmäisen äänestyssession tulokset. Tulokset ensimmäisestä äänestyssessiosta ovat seuraavat. Äh, Helga Bergerin nimeäminen äh, tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi Ehdotus hyväksyttiin. Johtaja nimeäminen EBAhan ehdotus on hyväksytty pyyntö sitten näitä kiireisiä menettelyjä varten kun puhutaan COVID-19-kriisin vaikutuksesta. Se on ehdotettu hyväksytty ja kliinisten kokeiden, kliinisiä kokeita koskeva esitys hyväksytty sitten yksittäistä äänestys asetus 1309 kautta 2019 hyväksytty tarkistus, joka koskee asetusta 2017 hyväksytty päätöslauselma Japania koskien hyväksyen, hyväksytty ja sitten, sitten päätöslauselma, joka koskee henkisiä vammoja, hyväksytty. Ja sitten sitten työjärjestyksen 71 kohdan jälkeen, että tämä ehdotus on hyväksytty ja esitys, joka koski aset, neuvoston asetusta, se on hylätty sitten, joka koski kapotaasia, esitys on hylätty ja direktiivi 2017-2425 2 1495 ehdotus hylätä. Komission ehdotus on hylätty ja tarkistukset vastuullisilta valiokunnalta ja tarkistukset 1-9 hyväksytty. Ja Euroopan investointipankin 2019 toimintakertomus, tarkistus 4 hylätty, 5, 15 hylätty, 96 hylätty, kohta 32, alkuperäinen teksti, toinen osa hyväksytty, 32, alkuperäinen osa 1 hyväksytty, 35, alkuperäinen teksti hyväksytty, tarkistus 1 hyväksytty, kappale 38, alkuperäinen teksti, koht eh, ensimmäinen osa hyväksytty ja osa kaksi hyväksytty. 41, alkuperäinen teksti, osa kaksi hyväksytty, osa kaksi hyväksytty. Ja tarkistus kolme, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, kolmas osa hyväksytty. Kappale 52 hyväksytty alkuperäinen teksti tarkistus 7 hylätty, 8 hylätty, tarkistus 9 hylätty, sitten kappale 72 alkuperäinen teksti hyväksytty, tarkistus 10 hylätty, tarkistus 11 hylätty, tarkistus 12 hylätty, tarkistus 13 hylätty, tarkistus 16 hyväksytty, tarkistus 14 hylätty, tarkistus 2 eh, hyväksytty. ja rahoitustoiminnan valvonta EIBssä 2018 tarkistus 7 hylätty, alkuperäinen teksti osa 1 hyväksytty, osa 2 hyväksytty, tarkistus 1 hylätty, kappale 12 alkuperäinen teksti hyväksytty, kappale 15 alkuperäinen teksti hyväksytty, kappale 16 alkuperäinen teksti hyväksytty, Kappale 19 alkuperäinen teksti hyväksytty. Kappale 20 alkuperäinen teksti osa 1 hyväksytty. Osa 2 hyväksytty. Tarkistus 2 hylätty. Tarkistus 8 hyväksytty kappale 24 äh, alkuperäinen osa, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, kolmas osa hyväksytty, tarkistus 10 hylätty, tarkistus 11 hylätty, tarkistus 9 hyväksytty, tarkistus 12 hylätty, kappale 36 alkuperäinen teksti hyväksytty, tarkistus 13 hylätty, tarkistus 3 hylätty, tarkistus 4 hyväksytty, 14 hyväksytty, tarkistus 15 eh, hyvä, eh, hylätty, sitten 5 hylätty ja tarkistus 6 hylätty. Sitten jatkamme keskustelua ja annan, annan puheenvuoron rouva Kirjakidiselle komission puolesta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you so much. Uh, Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tätä keskustelua käydään nyt tärkeään aikaan – Tämähän on nykyajan kaikkein vakavin terveyskriisi. Maat ovat nyt löysentämässä rajoituksiaan ja lisäämässä matkailua. Näin ihmiset ja talous voivat hengittää kuukausien eristäytymisen jälkeen. Mutta kuten tiedämme, tähän tilanteeseen liittyy huomattavia riskejä. Kukaan ei varmuudella tiedä, mitä tulevina viikkoina ja kuukausina tulee tapahtumaan, ja on liian varhaista vielä puhua elämästä covidin jälkeen. Minä puhun nyt tästä uudesta normaalista tilanteesta, mutta nyt meidän kaikkien olisi hyvä aika mietiskellä. Miettiä vähän näitä asioita, joita olemme oppineet. Meidän täytyy katsoa, mitä asioita pitää parantaa ja millä alalla pitäisi toimia ponnekkaammin, jotta voidaan suojella EUta tällaisilta terveysuhilta. Meidän täytyy myöskin pohtia, mikä on EUn rooli terveyspolitiikassa laajemmin ja jäsenvaltiot vastaavat itse terveydenhuollostaan. 15. heinäkuuta esittelemme toimintasuunnitelman, jossa on joukko toimia, joiden avulla voidaan auttaa jäsenvaltioita valmistautumaan ja hallinnoimaan mahdollisia uusia epidemiaa ryppäitä. Ja haluan tehdä selväksi, että täysimittainen toinen aalto on mahdollinen. Mutta meidän pitää valvoa sitä ja valmistautua siihen. Ja jos ja kun se tulee, toiminnassamme meidän pitää keskittyä siihen, että kevennämme terveydenhuollon taakkaa erityisesti, jos se tapahtuu saman aikaan kuin joka vuotinen flunssakausi. COVID-19 on osoittanut, osoittanut meille, että yhtenäinen lähestymistapa on tärkeä, no, mutta meidän täytyy parantaa EUn valmistautuneisuutta ja mekanismeja, joilla suojellaan kansalaisten terveyttä. Monet, myöskin parlamentin jäsenet ja Euroopan kansalaiset, ovat pyytäneet, että EU toimisi voimakkaammin terveyskysymyksissä. Olen, vain, olen samaa mieltä ja me olemme kaikki tässä yhdessä. Ensinnäkin meidän pitää lisätä kapasiteetteja, joilla tuetaan jäsenvaltioita. Ja tähän vaaditaan vahvempia EUn virastoja. Tulevina kuukausina ehdottamme, että vahvistettaisiin Euroopan tautien seurantakeskusta, parannetaan sen koordinointikapasiteettia ja myöskin mandaattia – toimia terveyskriiseissä. Me ehdotamme myöskin, että parannetaan lääkevirastoa, jotta se pystyy koordinoimaan toimiamme ja ennaltaehkäisemään lääkepulaa. Myöskin täytyy katsoa, miten voidaan parantaa EUn puutteita rajat ylittävien terveysuhkien osalta. Näiden prioriteettien lisäksi nyt on myöskin oikea hetki miettiä EUn toimivaltuuksia kansanterveyden alalla – Henkilökohtaiseksi, henkilökohtaisesti alusta pitäen olin sanonut, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa kansanterveyden alalla. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on erinomainen foorumi keskustella tästä aiheesta. Eli meidän pitää uudelleen katsoa, kuka tekee mitäkin kansallisella ja Euroopan tasolla. Ja erityisesti kun ajatellaan uhkia, jotka koskettavat meitä kaikkia rajoista riippumatta syvimmässäkin kriisissä on kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Meidän on mahdollisuuksia oppia siitä, mitä on tapahtunut. Voimme vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmän vankkuutta. Se nyt on tullut selväksi tässä kriisissä. Meillä on EU for Health-ohjelma ja 9,4 miljardin paketti. Ja tämä on selkeä viesti siitä, että kansanterveys on prioriteetti, kun ajatellaan Euroopan elpymistä. Olemme kuulleet kansalaisia kohdennetut investoinnit voimakkaampaan terveydenhuoltoon on erittäin keskeinen kysymys. Nyt tarvitaan läheistä yhteistyötä ja nopeita sopimuksia parlamentin ja neuvoston välillä tulevina viikkoina ja kuukausina, jotta voidaan varmistaa, että näissä toimissa onnistutaan. Ja luotan tukenne näissä asioissa – ja samanaikaisesti, ja tiedän kuinka tärkeää tämä on. Uusi lääkestrategia julkistetaan myöhemmin tänä vuonna. Näin me voimme varmistaa lääkealan riippumattomuuden ja varmistaa sen, että tärkeät lääkkeet ovat saatavana kaikille kansalaisille kohtuuhintaan. Ja olen ollut yhteydessä sidosryhmiin tämän strategian osalta viime viikkoina – Arvoisat parlamentin jäsenet, seuraavat kuusi kuukautta ovat kriittiset. Nyt ei pidä herpaantua. Tilanne on edelleen erittäin hauras ja tämä on nähty useissa jäsenvaltioissa. Lukemat muuttumat hyvin nopeasti ja ainoa ratkaisu tähän pandemiaan on rokote, mutta sitä saadaan vielä odottaa jäsenvaltioiden kanssa olemme täysimittaisesti mukana neuvotteluissa rokotteiden valmistajien kanssa, jotta voidaan varmistaa rokotteen saatavuus sitten, kun se valmistuu. EU toimii kansainvälisesti, mitä tulee tämän rokotteen valmistamiseen ja jakeluun. Tämä koskee EUn kaikkia jäsenvaltioita. Ketään ei jätetä taakse. Emme toimi vain itsemme varten, vaan me tuemme maita myöskin EUn ulkopuolella. Meidän pitää suojella kaikki ihmisiä uusilta pandemioilta, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Solidaarisuus on keskeistä, koska se pelastaa henkiä. Mutta haluaisin sanoa, että olen ollut ehkä 26 kokouksessa terveysministerien kanssa – ja olen jatkuvasti yhteydessä heihin, koska ainoastaan tällä tavalla voidaan luoda koordinointia, konsensusta ja yhteistyötä, jotta pystymme sitten siirtymään eteenpäin. Meidän täytyy yhdistää resursseja, meidän täytyy yhdessä puuttua näihin asioihin, jotka koskettavat meitä kaikkia. Tämä on ehkä ensimmäinen ja tärkein asia, jonka olemme kriisistä oppineet. Meidän täytyy vastata kansalaisten odotuksiin – ja meidän täytyy varmistaa, että EUlla on voimakkaampi rooli, kun kyse on kansanterveyteen kohdistuvista uhista, jotka eivät pysähdy rajoille. Ja meidän kaikilla on yhteinen velvollisuus varmistaa, että näin käy. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Nyt seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot. Aloitamme EPPllä. Puolitoista minuuttia, herra Liise. Hyvät kollegat, maaliskuussa ja huhtikuussa, silloin kun pandemia alkoi, olin äh, palasin tavallaan lääketieteen käytäntööni ja tapasin siellä useita ja siellä kysyin ensimmäisiltä kollegoiltani ja kysyttiin, että eikö ole maskeja. Ja oli kuumepotilaita, yskäpotilaita ja en pystynyt suojaamaan itseäni. Ja se oli aikamoinen tunne. Ja monelle hoitajalle ja lääkärille Bergamonissa ja Madridissa tämä tarkoitti sitä, että he itse saivat tartunnan, eivätkä enää ole hengissä. Tämä on yksi monista esimerkkeistä, jossa meidän täytyy parantaa toimintaa. Me emme saa olla niin riippuvaisia Kiinasta ja muista, kun on kysymys elämän kannalta elintarvi- elintärkeistä terveydenhuollon tarvikkeista. Siksi olen iloinen, että meillä on tänään tämä päätöslauselma käsiteltävänä. Kiitän Manfred Weberia, joka on myös tukenut tätä päätöslauselmaa ja kiitän myös kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Neuvoston puheenjohtaja, me tuemme Saksan puheenjohtajakauden prioriteetteja ja komission ehdotuksia. Me haluamme lähikuukausina yhteisesti päästä pitkälti eteenpäin, mutta me haluamme myös pitkällä aikavälillä enemmän eurooppalaista sitoutumista terveyden, terveydenhuoltoon. Jäsenvaltiot ovat aikaisemmin äh, refleksinomaisesti sanoneet, että terveydenhuolto on kansallinen juttu ja Euroopan pysykyyn erissä, e, erossa. Se on ollut aina väärin ja nyt varsinkin kun ajatellaan <clears throat> eh, mitä, mitä eh, siis terveys ja sairaus ei pysähdy rajalla, siksi me tarvitsemme eurooppalaista terveyttä ja eurooppalaista terveydenhuoltoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten SNTn puolelta Rova Fritzon minuutti. Eh, Kiitos arvoisa puhemies, komission jäsen. Yksi asia on ihan varma. Virus ei tunne rajoja. Tämä kriisi on opettanut meille sen, että Euroopan unionia todella tarvitaan. Yksikään jäsenvaltio ei selviä tästä kriisistä yksin. Tarvitsemme enemmän yhteistyötä, enemmän koordinointia Euroopan unionissamme. Lähtökohta on hyvin selvä. EUn jäsenvaltiot ovat vastuussa kansanterveyskysymyksistä ja näin myös terveydenhoitojärjestelmistä, mutta ei tämä sitä tarkoita, etteikö EUlla voisi silti olla tärkeä rooli. Sen ryhmästä kehotamme luomaan eurooppalaisen terveysunionin, koska on tärkeää, että voimme nyt oppia jotain tästä kriisistä ja katsoa, miten voitaisiin kehitellä aluettamme, jotta se selviäisi tulevaisuudessa paremmin. Meidän on suojeltava meidän kansalaisiamme, huolehtia siitä, että meillä riittää lääkkeitä ja suojavarusteita – niin, että niitä riittää niille, jotka tarvitsevat näitä kaikkein eniten. Meidän on vahvistettava yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia Renew Europein puolesta Robert Rie Lenoir. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Ministeri, komission jäsen, hyvät kollegat. Olemme keskellä terveyskriisiä, joka on hyvin traaginen, kun ajatellaan menetettyjä ihmishenkiä, mutta meidän täytyy nyt tarttua tähän ainutlaatuisen tilaisuuteen. Me voimme yhdessä oppia tästä tilanteesta puoluekannasta riippumatta. on kanssa meidän pitää voimistaa eurooppalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Ja kiitoksia komission että olette jo ryhtyneet tähän työhön. Te puhuitte siitä, että meidän pitää vahvistaa eurooppalaisten virastojen toimintavaltuuksia. Meidän täytyy varmistaa, että ne ovat toimintakykyisiä ja aloitteellisia – ja näin voidaan myöskin harjoittaa ennaltaehkäisyä. Erityisesti kouluttamalla ihmisiä hygieniasta ja kunnioittamalla vihreän kehityksen sopimusta, kun ajatellaan elintarvikkeita, saasteita, ilmaston lämpenemistä. Tällä tavalla jäsenvaltiot voivat optimoida terveydenhuoltojärjestelmiään noudattamalla selkeitä kriteereitä. Tällä tavalla EUsta – ei tule pelkästään setelien jakolaite. Meidän täytyy jakaa hyviä käytänteitä eurooppalaisissa verkostoissa ja niitä tulee vahvistaa. Me voimme toimia riippumattomasti, mitä tulee terveydenhuoltoalan tarvikkeisiin, rokotetutkimuksiin ja parhaisiin hoitomuotoihin kaikille. Me voimme osoittaa solidaarisuutta – ja puuttua terveydenhuollon epätasa-arvoisuuteen ja meidän täytyy ottaa huomioon kansanosat, joihin pandemia on pahiten iskenyt ja katsoa, mihin Euroopan jäsenmaihin ja alueisiin tämä pandemia on pahiten iskenyt. Meidän täytyy mitata vaikutuksia terveyteen kaikessa eurooppalaisessa politiikassa. Tällä tavalla voimme vastata kansalaisten odotuksiin – ja tällä tavalla heidät otetaan mukaan yhteiseen hankkeeseen, eli Eurooppaan, jossa suojellaan kansanterveyttä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia ID-ryhmän puolesta Rova Saldone. Kiitoksia. WHO on sanonut, että pandemia kiihtyy ja Euroopan parlamentin vastaus on se, että laaditaan sitten päätöslauselma tästä strategiasta. Tässä on nyt toimittu liian vähän ja liian nopeasti. Ja me ei ajattelemme kofinin jälkeistä aikaa, mutta ei tässä ole kaikki, koska päätöslauselmassa on otettu mukaan muitakin asioita. Eli ilmastonmuutos, viittauksia siihen, että etniset vähemmistöt ovat kärsineet enemmän, no tämähän koskee meitä kaikkia. Ja sitten sukupuolivähemmistöt ja ehkäisytoimet, ne eivät mitenkään liity tähän. Mutta te kyllä osaatte lisätä näitä virastoja. Te haluatte nyt lisätä erilaisia työryhmiä ja virastoja, mutta kansalaiset eivät halua uutta byrokratiaa, vaan nyt tarvitaan vastauksia eikä mitään turhaa propagandaa. Kiitos. Um, Kiitoksia vihreiden äh, EVAn puolesta Uwe Sutter. Thank you, President, Minister, Commission. Kiitoksia puhemies, ministeri, komissaari. On to, aika sur, surullista, että tarvitaan tällaista maailmanlaajuista terveyskriisiä, jotta se pääsee Euroopan unionin agendalle. Mutta katsotaan eteenpäin. Opitaan tästä kriisistä ja varmistetaan, että tästä eteenpäin terveys säilyy meidän prioriteettiagendallamme. Ja kun ajatellaan sitä, miten me olimme valmiita tähän kriisiin, meidän täytyy myös saada kunnollista terveyspolitiista lähestymistapaa ja pitää sitä yhtä, yhtenä peruspilarina. Me keskitytään ennaltaehkäisyyn, koska se hyödyttää kansalaisia ja kansallisia terveysbudjetteja. Toisekseen, eiköhän kun tarkasteta tätä, että kaikilla on mahdollisuus päästä käyttämään järjestelmiä. Ja kolmanneksi, eh, vahvistetaan sitä yhtä terveyslähestymistapaa, että mikä, mikä tahansa voidaan parantaa, parantaa terveyttä, niin jos me emme turvaa sitä keskinäistä riippuvuutta, niin se ei onnistu. Kollega, nyt on meistä kiinni. Meidän voimme selviytyä tästä COVID-19, joka on kuitenkin tuore historian pahin kriisi. Ja tältä pohjalta me voimme luoda paremman Euroopan. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia sitten ECR-ryhmän puolesta Rova de la Pissacarion. Buenas tardes, Hyvää iltaa, puhemies, komission jäsen. Apteekkarina ajattelin, että tämä päätöslauselma olisi tekninen teksti, jossa on yksityiskohtia siitä, miten voimme toimia pandemian suhteen. Mutta ei. Tässä puhutaan uudista instituutioista, uusista elimistä. Tässä parlamentti yrittää taas lisätä Brysselin valtaa ja sanella toimintaa muille jäsenvaltioille. Tässä on tyhjiä sanoja toistettu. Vihreä sopimus, ilmastonmuutos, tasa-arvo. Nämä ovat mantroja, joiden tarkoituksena on luoda uudenlainen maailmanjärjestys. Ja tämän Merkel mainitsi tänään puheessaan. Uusi maailmanjärjestys, uusi normaalisuus, kuten sitä sanotaan, ja se hyödyttää ainoastaan ylikansallisia etuja – mutta meidän tarpeemme ovat erilaisia. Tässä terveyskriisissä tarvitsemme selkeitä toimintasuunnitelmia, jotka ovat täsmällisiä, jotka toteutetaan välittömästi ja jotka suojelevat meitä oikeasti tulevilta uusilta pandemioilta ja viruksilta. Haluaisin muistuttaa, että EU ei korvaa jäsenvaltioita, vaan se helpottaa vapaaehtoista yhteistyötä niiden välillä. Ainoastaan tällä tavalla voidaan vahvistaa Eurooppaa ja ainoastaan tällä tavalla selvitään kriisistä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten se alkaa se toinen äänestyssessio. Äänestämme niistä, jotka ovat, jotka ovat esityslistalla ja äänestys kestää kello 20.30 aina 21.45 asti. Ja sama äänestysmenetelmä on käytössä äh, kuin edelliselläkin sessiolla. Ja kaikki ovat nimenhuutoäänestyksiä ja äh, äh, edustajat pystyvät verifioimaan ääneensä ja tässä on syytä konsultoida asiakirjoja, jotka ovat täysistunnon sivuilla. Ja näin ollen toinen äänestyssessio alkaa. Aikaa on 21.45 asti ja toisen äänestyssession tulokset ilmoitetaan huomenna kello 9 aamulla. Seuraava puhuja Guen NGL-ryhmän puolesta Rova Konetsa kaksi minuuttia. Pane předsedající, vážená paní komisařko, pane předsedo, eh, vážení kolegové, předem bych vám všem... Eh, Kiitos puhemies komission jäsen, hyvät kollegat. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka olivat mukana laatimassa tekstiä yhteistä päätöslauselmaa. Se heijastelee sitä, että parlamentissa on hyvin laaja konsensus. Nyt olemme ennen näkemättömässä tilanteessa ja meidän täytyy myöskin etsiä uusia ratkaisuja. Vanhat toimintatavat eivät enää toimi. Meidän täytyy toimia uudella tavalla. Kansanterveys ei enää saa olla vain yksi asia muiden joukossa. Noin kymmenen ihmistä tekee työtä tällä alalla parlamentissa – ja me tiedämme varsin hyvin, että COVID-19 on osoittanut, että tällä hetkellä Euroopan unionissa ei ole riittäviä välineitä ja toimintavaltuuksia puuttumaan tällaisiin terveysongelmiin. Hallinnointi tällä hetkellä on tarpeellista EUn tasolla, mutta pahoin pelkään, että me ehkä pysty toimimaan kunnolla. Meidän täytyy toivoa, että Saksan hallitus mahdollistaa tämän, mutta en siitä ole varma, koska vuosikausia tämä hallitus on estänyt esimerkiksi säännöt, jotka liittyvät lentoemäntiin. Nyt meidän täytyy edetä esimerkiksi lääkärin osalta, jotka on laadittu harvinaisia sairauksia varten. Ja tekijänoikeuksia ei pidä rajoittaa niin, että se haittaisi lääkkeiden saatavuutta. Tällä hetkellä lääkealan yrityksillä on toimintatapoja, jotka mahdollistavat toiminnan kansanterveydellisiä etuja vastaan. Ja meidän täytyy varmistaa se, että kaikki saavat tarvittavaa hoitoa tässä tilanteessa. Ja kollega Potinka ja muut, me olemme esittäneet jättäneet vetoomuksen tästä aiheesta ja toivottavasti voitte hyväksyä tämän päätöslausuman, jonka avulla pystymme etenemään kohti tulevaisuutta. Kiitos. Kiitoksia sitoutumattomien puolessa rouva Rondinelli, minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia. Tämä pandemia on osoittanut, että tarvitaan enemmän yhteistyötä ja solidaarisuutta kansanterveyden alalla. E- Euroopassa uskon, ettei ole riittävästi yhteistyötä. Meillähän pitäisi olla toimia, jotka ovat hyvin kalliita ja monilla jäsenvaltioilla ei ole niihin varaa, mutta tämän rokotteen ympärillä on kehittynyt nyt bisnestä. No, meidän pitäisi nyt ensin tehdä suuri poliittinen valinta. Eli investoinnit terveydenhuoltoon ja innovointiin eivät ole kustannuksia, vaan nämä ovat vastauksia kansalaisille, jotka haluavat parasta mahdollista hoitoa. Meidän täytyy ottaa huomioon tietysti myöskin makrotaloudelliset olosuhteet, mutta tähän ei riitä kasvu- ja vakaussopimus. Se on nähty tässä uudessa tilanteessa. Tämä on myöskin poliittinen virus, joka saattaa tuhota Eurooppa-hankkeen lopullisesti. Meidän täytyy päästä eroon säästötoimista. Tällä tavalla voimme ehkä sitten puuttumaan myöskin muihin kriiseihin, joita Eurooppaan on joskus tulossa. Kiitoksia. No, tämä oli poliittisten ryhmien puheenvuorot. Seuraava puhuja on Roba Montserrat, minuutti. Gracias, presidente. Kiitoksia. Tämä nyt on pahin kansanterveyskriisi meidän elinaikanamme ja sen, sillä on vakavia seuraamuksia. Mutta meillä on nyt velvollisuus saada aikaan parempaa koordinointia ja vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmämme, kun ajatellaan tulevaisuuden uhkia. No, elvytyssuunnitelmassamme olemme keskittyneet eurooppalaisten hyvinvointiin ja alan asiantuntijoiden kanssa haluamme suojella heitä paremmin ja antaa heille nopeammin vastauksia. Meidän täytyy myöskin torjua kroonisia tauteja, esimerkiksi ja syöpää. Me haluamme terveyden Eurooppaa, ja haluamme, että kaikessa politiikassa otetaan huomioon terveyskysymykset. Meidän pitää saada suurempi budjetti tähän ja meidän pitää virastoille antaa enemmän toimintavaltuuksia ja mahdollisuuksia tehdä päätöksiä ja koordinoida tehokkaita toimia kaikkialla Euroopassa. Tämä strategian ensimmäinen askel tehokkaassa ennaltaehkäisyssä. Tällä tavalla meillä on ehkä parempaa tutkimusta, tällä tavalla saamme tehokkaita lääkkeitä ja hoitomuotoja ja ehkä myöskin sitten rokotteen, joka on saatavana kaikille. Meidän pitää tukea myöskin tuotantoalaa ja sen toimintaa Euroopassa, koska tällä tavalla voidaan luoda uusia työpaikkoja, laadukkaita työpaikkoja ja tällä, tällä meillä on myöskin itsenäisyyttä tuotannossa. Euroopassa on parhaat terveydenhuoltojärjestelmät maailmassa ja me olemme sitten viite kohta koko maailmassa. Ja me, tämä on Eurooppa, jota suojelemme, eli henkilöiden ja terveyden Eurooppa. Thank you. Kiitoksia. Pyytäisin edustajia pitämään kiinni puheajasta. Minuutti. Herra Ugeli. Kedves kollégák, tisztelt biztos kedves államminiszter úr. Puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen, hyvät hyvä, yöstäni Mihail, pystyykö Euroopan unioni olemaan oikeudenmukainen, kun puhutaan terveydenhuoltopalveluista riippumatta asuinpaikasta. Voidaanko olla yhtenäisiä tulevaisuudessa, jos terveydenhoito ei ole yksi strateginen sektorimme? me unkarilaisena demarina ja SND-ryhmän jäsenenä minä työskentelen sen puolesta, että luotaisiin meidän lastemme tulevaisuutta Euroopassa. On kysymys Euroopan terveysunionista niin, että minun kotimaassani me emme näe, että joku joutuu kuolemaan, joka, jolla on kolme kertaa suurempi mahdollisuus kuolla, kuolla infektio kuin Saksassa kun taas Saksassa esimerkiksi tämä hoitajien lukumäärä per asukas on paljon parempi kuin meillä. Oikeus terveyteen on ihmisoikeus. Tästä on kysymys tässä ohjelmassa. Tukekaa tätä ohjelmaa. Me emme ota keneltäkään mitään pois ja annamme terveyttä kansalaisille. One minute. Minuutti. Edustaja Stefanuta. Domne comisar, fericirea depinde de libertate și libertatea Kiitos arvoisa komission jäsen. Onnellisuus vaatii turvallisuutta ja rohkeutta. Emme ole vapaita emmekä onnellisia eurooppalaisina tällä hetkellä, koska emme ole vielä voittaneet covidin vastaista taistelua. Minä haluaisin ajatella tässä eurooppalaista terveysohjelmaa, että tilannetta voitaisiin parantaa. Komission jäsen, minua huolettaa EU for Health – terveysohjelman budjettiasema. 85 prosenttia tulee Next Generation Europe kohdasta. Ja nyt on herätetty vähän epäilyitä neuvoston oikeudellisessa yksikössä. Ja olen myös huolissani siitä, että on jäsenvaltioita, joissa sairaalat, kuten edustaja Oili esitti, ovat todella surkeassa kunnossa ja jossain toisessa jäsenvaltioissa on kyse ikään kuin viiden tähden hotellihuoneista. Covidin takia jotkut, joilla on kroonisia sairauksia, eivät voi lähteä sairaaloihin. Mutta voimme lisätä onnellisuutta EU:ssa antamalla kansalaisille parasta mahdollisuutta terveydenhoitoa. Kiitos. One minute. Kiitoksia. Sitten minuutti, Rova Malé. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionissa tarvitaan yhteistyötä terveydenhuoltokysymyksissä. Epidemian alusta on nyt kulunut kuusi kuukautta ja emme ole saaneet aikaan kunnollista strategiaa. Ensinnäkin varautuminen oli puutteellista. Meillähän on virasto, joka seuraa näitä tilanteita ja on harmi, että virasto reagoi vasta 22. tammikuuta eli kuukausi pandemian alkamisen jälkeen. Ja sitten rahoitus- ja logistiikkakysymykset. Kun ajatellaan näitä vaikutuksia kansanvaltioissa, no, komissio on nyt varannut rahoitusta, mutta hyvin sekavalla tavalla ja epävarmalla, absurdilla tavalla. No, nyt halutaan enemmän Eurooppaa luomalla terveyden Eurooppa. Ja tässä nyt puututaan hyvin vakavalla tavalla toissijaisuusperiaatteeseen – Euroopassa pitäisi nyt miettiä tätä terveyskatastrofia, erityisesti Schengen-alueella. Tässä on nyt pidetty kiinni vapaasta liikkuvuudesta, mutta näin on levitetty rivusta ja se on vastuussa tästä. Se on johtanut tähän tilanteeseen. Kiitos. Kiitoksia. Minuutti, Rouva Mets. Monsieur le Président, merci Madame la Commissaire. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tämä on kriisi on osoittanut, että me tarvitsemme oikeudenmukaisempaa Eurooppaa ja meillä pitää olla kohtuuhintaisia terveydenhuoltopalveluita kaikille. Me tarvitsemme terveyden Eurooppaa, jossa voidaan paremmin koordinoida ja meidän pitää investoida kansalaisten palvelemiseen. Ja kaksi asiaa. Ensinnäkin säästötoimet ja COVID-19-kriisi ovat nyt uuvuttaneet sairaalat ja hoitajamme. Euroopan pitää tukea jäsenvaltioiden investointeja terveydenhuoltoon. Ja toiseksi, terveys ei saa kuulua pelkästään yksityiselle sektorille. Euroopan pitää investoida ja luoda laboratorioita ja julkisia tutkimuskeskuksia, joiden tuloksia voidaan käyttää kaikkien hyväksi ja näin voidaan luoda myöskin edullisempia hoitokeinoja. Kiitos. Thank you. Kiitos. Puolitoista minuuttia herra Goikin. Jaha. Niin. Terveyspolitiikka ei ole Eurooppa-politiikkaa se on ollut, niin COVID-19 on opettanut meitä, terveyspolitiikka on kyllä terveys, Euroopan politiikkaa. Me olemme nähneet, minkälaisessa tilassa terveydenhuoltojärjestelmä eri maissa on ja miten erilaisia ne ovat. Minä tulen maasta, jossa on erinomainen terveydenhuoltojärjestelmä. Olen kiitollinen siitä. Minulla on kolme terveyttä lasta ja kun näen, että miten muissa maissa nämä tutkimukset menevät ja minkälaisia standardeja siellä noudatetaan muissa Euroopan maissa, niin sanon, että on korkea aika toimia. Meidän täytyy op- kaikki oppia, olemme olemme oppineet COVID-19. On kysymys strategiasta COVIDin jälkeen. Meidän täytyy oppia, että emme tee vain ainoastaan pandemiasuunnitelmia, toivottavasti tämä, tämä ei ehkä ole viimeinen pandemia, mutta meidän täytyy sel- rakentaa terveydenhuoltojärjestelmiä eri maissa niin, että se meillä on yleiset ehdot olemassa. E- se esimerkiksi sille, että mil, miten tutkimuksia tehdään, että kenenkään lapsen ei pidä joutua kärsimään meidän täytyy, me olemme oikeastaan Euroopassa jo tämän syöpätutkimuksen myötä eteenpäin ja meidän täytyy työstää tätä edelleen. Meidän täytyy luoda, luoda laatustandardit, jotka ovat sitovia, ei pelkästään yleisiä ehtoja. Tietenkin täytyy muistaa missä subsidiariteetti. Meillä on on meppejä, jotka ovat terveydenhuoltojärjestelmässä töissä ja syyskuussa sitten Strasbourgissa yritän saada kaikki yhden pöydän ääreen ja tämä voisi olla sitten yksi alku sille, että parlamentissa ruvetaan tekemään myös Eurooppa, eurooppalaista terveyspolitiikkaa. One minute. Minuutti, rouva Bolfjard. att vi samlas. Kiitos puhemies. On tärkeää, että keskustelemme tänään tästä aiheesta. Ja myös, että opimme jotain siitä terveyskriisistä, joka nyt jyllää ja jota on voitava hoitaa tulevaisuudessakin. Haluaisin ottaa esiin erityisen tärkeän kysymyksen mielestäni. Tämä ehkä jää vähän COVID-19 vaarioon. Antibioottiresistenssi. Tiedämme, että eurooppalaisia kuolee jo paljon tämän ongelman takia. Tämä nähdään tulevaisuudessakin. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevia terveyskriisejä, kun ajatellaan antibioottiresistenssiä. Siksi minun mielestäni on hyvä, että tämä aihe otetaan päätöslauselma es, esiin ja että tulevaisuudessakin pidetään useita ajatuksia mielessä jatkuvasti. Jos antibiootteja käytettäisiin vastuullisemmin ja tutkittaisiin tätä alaa enemmän, meillä olisi mahdollisuus toimia tätä ongelmaa vastaan yhdessä, mutta silloin tarvitaan yhteistyötä, uutta tekniikkaa, yhteisiä ponnisteluita, mutta mielelläni teen tätä työtä muiden poliittisten ryhmien ja komission kanssa yhteistyössä. Kiitos puhemies. One minute. Minuutti. Herra Lopes. Muchas gracias. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Pandemia on muistuttanut meitä siitä, että Kansanterveys on tärkeä arvo, joka vaikuttaa suoraan kansalliseen turvallisuuteen. Ja tämä on osoittanut, että on tarpeen, mutta ei riitä se, että on kansallisia terveydenhuoltopalveluita, jotka ovat laadukkaita, universaaleja ja kohtuuhintaisia. Meillä pitää olla kunnollinen eurooppalainen terveysunioni, jossa mukana on vähimmäistandardit ja stressitestejä terveydenhuoltojärjestelmille kansallisella tasolla – Tällä tavalla voidaan toimia nopeasti Euroopan tasolla ja meidän pitää vahvistaa myöskin hankintoja. Ja meillä pitää olla lääkestrategia, joka varmistaa sen, että voidaan tuottaa ja toimittaa lääkkeitä kaikkialle Eurooppaan. Enemmän rahoja lääketutkimu- lääketieteelliseen tutkimukseen ja meidän täytyy tuota ottaa mukaan myöskin ympäristön ja eläinten terveys. Ei riitä se, että me arvostamme näitä terveydenhuoltoalan ammattilaisia joka päivä. Meillä EUn toimielimissä on velvollisuus taata, että heidän työolosuhteensa ovat sellainen, joka vastaa näitä sankarillisia ponnisteluita, joita he ovat Euroopassa tehneet viime kuukausina. Ja tässä olisi hyötyä eurooppalaisesta terveysunionista. Kiitos. One minute, Mrs. Minuutti, rouva van Sparentag. Dank u, voorzitter. Kiitos puhemies. Me olemme nyt järjestelmässä, jotta suurten lääkeyritysten osakkeiden omistajien asema on tärkeämpi kuin se, että saadaan kohtuuhintaisia lääkkeitä. Nyt puhutaan yhdestä alasta, joka hankki eriten voittoa ja kuitenkin järjestetään hyvän tekeväisyyskonsertti – EU-ssa, jotta voidaan tukea näitä lääkeyrityksiä. Komission on kyllä ymmärrettävä, että lääketeollisuus ei ole mikään hyvän tekeväisyyden kohte. Kyllähän muuten nämä yritykset voisivat käyttää voittojaan koronarokotteen kehittelemiseksi. Meidän täytyy nyt muuttaa oloja ja luoda solidaarinen järjestelmä, huolehtia paremmasta yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, jotta lääkkeitä saadaan kaikille. Avoimuuskin on tärkeää, kun puhutaan lääkkeiden kehittämiskuluista. Meidän pitää voida vaatia, että katsotaan tarkkaan sitä, miten paljon voittoja voidaan tehdä sairaiden ihmisten kustannuksella. Kiitos. On menet Mrs. Toff. Minuutti, rouva Toff. Köszönöm a szót. A koronavírus egy ideig még az életünk része marad, de lassan. Kiitoksia Koronavirus on elämässämme vielä pitkään, mutta pikkuhiljaa voimme palata normaaliin elämään. Eurooppa on paljon kritisoitu viime kuukausina ja on totta, että Euroopan unioni ainakin alkuvaiheessa ei toiminut riittävän tehokkaalla tavalla eikä ja tällä tavalla sitten maiden ja alueiden välinen yhteistyö on osoittautunut tehokkaammaksi tavaksi toimia. Mutta nyt täytyy miettiä tulevaisuutta. Meillä on tässä teksti, jonka tarkoituksena on tarkastella sitä, millainen strategia terveydenhuollon alalla meillä on sitten pandemian jälkeen. Ja haluaisin muistuttaa teitä yhdestä asiasta. Mielestäni tämä ei ole, tässä ei ole kyse mistään minimipalveluista terveydenhuoltojärjestelmässä, jota tarvitaan, vaan me tarvitsemme nyt maksimaalista terveydenhuoltoa EU:ssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, koordinoida niiden toimia, niin kuin on tapahtunut esimerkiksi tämän rokotteen osalta. Kiitos. Shahim. Minuutti, Pyrra Shahim. voorzitter. Kiitos puhemies. Tämä koronakriisi osoittaa, että tarvitsemme lisää yhteistyötä terveysalalla – tärkeää, että voidaan ostaa ja tehdä yhdessä hengityslaitteita, suojavälineitä tai lääkkeitä. Yhdessä olemme vahvempia. valtiot eivät saa enää hamstrata ja on oltava vähemmän riippuvaisia ulkomaista. Tämä on vähintä, mitä voidaan nyt tehdä. Kyllä, terveydenhoito on lähinnä jäsenvaltioiden kontolla, mutta olemme osoittaneet, että yhteistyö vahvistaa kansalaistemme asemaa ja siksi uusi EU Health-ohjelma on hyvä. Tärkeää näytellä myös työntekijöiden terveyttä. Tämän pandemian aikana on nähty, että eurooppalaiset säännöt, joilla pyritään suojelemaan kansalaisia työpaikoilla ei ole riittävä. Usein joudumme lukemaan, että ihmiset saavat koronan työpaikallaan tehtaissaan siksi, että he joutuvat tekemään työtä liian lähekkään tai heillä ei ole suojavarusteita. Tämä on häpeällistä näihin oikeuksiin on palattava nopeasti. Komission jäsen, kiitos. Nyt annan puheenvuoron takaisin komission jäsen Kyriakisille. Uh, komission jäsen, olkaa hyvä. Everybody's, uh... Haluaisin kiittää kaikkia keskustelusta. Kuuntelin tarkkaan sanomanne. Paljon täällä sanottiin jo ja olen pitkälti samaa mieltä käytettyjen puheenvuorojen kanssa. Peter Liise puhui siitä, että terveysuhat eivät pysähdy rajoille ja kaikki olemme tämän nähneet. Hän puhui siitä tilanteesta, joka meillä oli henkilösuojainten osalta, kun näissä oli puutteita, kuten monet ovat täällä todenneet. EU for Health-ohjelmassa on yhtenä kriisitoimena sen mukana, että olisi strategiset varastot, henkilösuojaimia, lääkkeitä ja rokotteita, joita voitaisiin missä tahansa kriisissä lähettää toisen jäsenvaltion, koska COVID-19 tuskin on ainoa kriisi, jonka joudumme kohtaamaan. Useat teistä sanoivat, että mikään jäsenvaltio ei voi selvitä yksin – ja tämän olemme varmasti kaikki nähneet. Jotkut teistä mainitsivat myös subsidiariteettiperiaatteen. Haluan hyvin selkeästi sanoa, että 168 artiklan mukaankin voimme tehdä paljon. You for Health-toimet noudattavat kaikki artiklan 168 säätöjä, joten voimme tehdä jo aika paljon – ja tämä voi siis merkittävästi parantaa terveystilannetta EU-ssa. Terdoar puhui tragediasta. Sanoitte tämän ja minulla oli heti sama tunne kuin teillä. Omalta osaltani voin sanoa, että viimeksi kuluneet viisi kuukautta eivät liittyneet vain siihen, että herää kuulemaan, miten paljon – tapauksia on, miten paljon numeroita, miten paljon kuolleita. Jokaisen numeron takana on henkilö. Olemme nähneet monia yksilökohtaisia tragedioita viime kuukausien aikana. Jotain meidän on tehtävä, kuten on jo mainittukin. Me olemme puhuneet osana tätä näkemystämme, että on muutettava tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksemme asemaa vahvemmaksi. Kuten edustaja Sytter sanoi, ennaltaehkäisy on osa tätä työtä. Yksi Terveys One Health ja muut kun tarttuvat taudit. Ja todella se, että huolehditaan ennaltaehkäisystä ja huolehditaan terveydenhoitojärjestelmän kriisin sietokyvystä. Nämä kysymykset ovat EU for Health hankkeessa esillä. Joku mainitsi sen, että Edustaja Koneska, muistaakseni, että olemme tilanteesta, jollaista aikaisemmin ei ole nähty ja siksi tarvitaan uudenlaista ratkaisua. Siitä on kyse EU for Health-aloitteessa. Tämä on kunnianhimoinen aloite, joka voi olla paradigman muutos meillä EU-ssa. Edustaja Randinelli sanoi, että eurooppalainen strategiamme on ehkä liian kunnianhimoinen eikä realistinen. Kyllä se kunnianhimoinen on, siinä olette aivan oikeassa – mutta kyllä se on samalla realistinen ja sen on oltavakin, koska muuten emme voi saada muutoksia aikaan EUn kansalaisten eteen. Tämä on seitsemän vuoden ohjelma, erityinen ohjelma. Puhuitte paremmasta koordinoinnista, siitä, että tarvitaan parempaa koordinointia kaikilla tasoilla. Ja totta kai on huolehdittava siitä, että yhteistyö Euroopan unionissa huolehtii siitä, että EU on edelleen yksi terveimmistä alueista. EUssa tämä on tärkeää ja tietenkin on suojeltava ihmisoikeuksia ja potilaiden oikeuksia, kuten sanoitte. Budjetistakin puhuttiin. Kyllä, tiedostamme sen, että tähän liittyy budjettikysymyksiä. Katsomme tätä oikeudellisen yksikkömme kanssa, mutta luotamme teihin siinä, että tuette monivuotisia rahoituskehyksiä, jotta voimme edetä Next Generation EU-hankkeen e kautta. Ainoastaan näin voidaan toteuttaa ohjelmia, jotka ovat innovatiivisia, kuten EU for Health. Vielä viimeisenä edustaja Lopes mainitsi terveydenhoitojärjestelmien kestokyvyn. Tämä New EU for Health-hankkeessa mukana. Ja stressitestikysymys otetaan mukaan ensi viikon tiedonantoon. Joten kaiken kaikkiaan viittasitte hyvin tärkeisiin kysymyksiin, moniin kysymyksiin, jotka ovat ohjelmassa jo mukana. Komissio tekee työtä nyt hyvin läheisessä yhteistyössä – ja pyrki kehittelemään edelleen rokotestrategiamme, koska hyvin tiedostamme sen, että virus kulkee joukossamme edelleen, eikä kukaan ole turvassa ennen kuin kaikki olemme turvassa. Haluaisin kiittää tämän päivän keskusteluun osallistumisesta. Mielelläni teen hyvin läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa kaikilla tasoilla koko tämän prosessin aikana. Kiitos. Thank you very much, Kiitoksia komission jäsen ja neuvoston puolesta Viimeinen puhuja, ministeri Root. Olkaa hyvä. Vielen Dank. Paljon kiitoksia <clears throat> puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Paljon kiitoksia tästä inspiroivasta keskustelusta. Voin oikeastaan voi vain kannattaa sitä, mitä täällä painotettiin, että virus ei äh, Viruksella ei ole passia, eikä se äh, väistä kansallisia rajoja. Näin ollen ei tarvitse puhua mistään ideologisesta latautuneesta keskustelusta. Keneltäkään ei oteta mitään pois, pikemminkin päinvastoin. Kun ajatellaan tätä kriisiä, niin me kaikki olemme velvollisia huolehtimaan siitä, että me paremmin pystymme suojelemaan ihmisiä. Siinä mielessä on kysymys siitä, että Euroopan unionissa ja Euroopan unionin kautta saadaan takaisin se rakennuskyky, joka globalisoituneessa maailmassa näin pandemian kohdalla ei, ei ole enää kansallisvaltion käsissä. Ja, ja me, tästä on kysymys viime kädessä. Olen hyvin kiitollinen siitä, että me olemme pitkälti yhtä mieltä tästä. Ensinnäkin Euroopan unionin täytyy laadullisen ja korkeatasoisen terveydenhuoltojärjestelmän rakentamisessa olla mukana avuksi kaikkialla Euroopan unionissa. Toisekseen me tarvitsemme lääkkeaineiden ja elintärkeiden hyödykkeiden osalta enemmän eurooppalaista suvereniteettia, vähemmän riippuvuutta kolmansista maista. Ja kolmanneksi me tarvitsemme enemmän vaihtoa ja koordinaatioita, erityisesti sen takia, kun me alussa on niin paljon pelkotiloja, on tärkeää että oppia toisiltamme ja tois, ja on myös tärkeää, että Euroopan unionin instituutio, toimielimet, parlamentti, neuvosto ja komissio äh, lähettävät selkeän signaalin kansalaisille, eh, että että hygienia ja, sosi- ja sosiaaliset nämä väli, välimatkat ovat tärkeitä semmin, kun me taistelemme tätä pandemiaa vastaan ja nyt rajattomassa Euroopassa on kuitenkin kysymys siitä, että, että monet ovat huolissaan siitä, että pystymmekö me tästä pärjäämään. Meidän täytyy muistaa, että totta kai me voi olla pelko, voi, voi, ihmisillä voi olla pelkoja, mutta meidän täytyy myös valppaita. Ja lopulta on tärkeää, että toivottavasti se rokote saadaan pie ja, ja toivottavasti Toivottavasti tiede ja tutkimus sen löytää pian ja toivottavasti se on kaikkien käytössä. Ja me emme halua sulkea ketään pois. Ja totta kai on kyse myös siitä, että me haluamme kantaa vastuumme vasta- maailmassa ja erityisesti myös naapurustostamme. Olen hieman rauhaton, tai vähän että kukaan ei maininnut, on aina väitetty, että Euroopan unioni ei pysty toimimaan. Me olemme eh, esimerkiksi Länsi-Palkanilla 3,3 miljardin euron verran eh, summalla tukeneet sitä, että sielläkin pystytään päättäväisesti eh, vastustamaan pandemiaa. Tässäkin on kysymys solidaarisuudesta, ei pelkästään Euroopan unionin sisällä, vaan myös meidän naapureissammekin. Olin, olisin iloinen, jos me onnistuimme saada, saamaan nopean sovun aikaan Saksan puheenjohtaja. Saksa on puheenjohtajakaudellaan tähän valmis ja olen iloinen jo tulevasta yhteistyöstä ja jossa on solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä tässä tärkeässä asiassa, joka huolettaa kaikkia ihmisiä äh, Euroopan unionissa ja edelleenkin esittää suuria vaatimuksia meille kaikille. Kiitoksia ministeri. Keskustelu on päättynyt äänestystarkistukset pidetään huomenna ja viimeinen loppuäänestys pidetään perjantaina. Ja äh, istunto keskeytetään 9.45, kun toinen äänestyssessio on päättynyt ja huomenna sitten kello 9 esitetään äänestystulokset. Ja tämä esitysista on julkistettu ja se on parlamentin kotisivuilla.